Euroopan parlamentin jäsenet, hyvä komission edustaja. Aloitan mm, ilmoitusasioita asioilla ja sitten vielä tuon komitean työn tuloksista, joka käsittelee näitä häirintätapauksia ja sitten vielä erään jäsenen kirjallinen huomautus ja sitten Banja Joao Rodriguez artiklan 11.6 ja 166 säännön pohjalta, niin hän on saanut rangaistuksen käytöksestään avustajansa kohtaan, joka on tutkitusti kärsinyt tästä psyykkisesti ja tästä on sitten ilmoitettu eilen 167 säännön nojalla ja edustaja voi sitten kyllä valittaa tästä päätöksestä ja sitten tämä, <clears throat> jos tämä valitus menee läpi, niin sitten rangaistusta ei täytäntöön panna. Aloitamme kohta täysistunnon. Aloitetaan ensimmäisellä asialla esityslistallamme, joka on siis äh, kattava, ver... Äh, kattava ähm, äh, toimintakehys hormonitoimintaa häiritsevistä aineista ja sitten tästä ei sinisiä kortteja sitten enää hyväksytä. Olkaa hyvät. Honorable members. Hyvää huomenta. Puhemies, hyvät jäsenet, 20 vuotta sitten komissio hyväksyi ensimmäisen strategian hormonitoimintaa häiritseviä aineita koskien. Voimme olla ylpeitä siitä edistyksestä, jota olemme saaneet yhdessä aikaan tämän jälkeen. Olemme nykyisin maailmanlaajuisesti johtava voima näiden häiritsevien aineiden käsittelyssä. Vuodesta 1999 lähtien olemme kieltäneet tai rajoittaneet monien hormonaalisten häirintäaineiden käyttöä. Tämän lisäksi olimme ensimmäiset, jotka loivat säätelylliset kriteerit äh, sen tunnistamiseksi, mikä hormonitoiminta häiritsevä aine on ähm, torjunta- ja kasvintorjunta-aineissa. Me olemme myöskin äh, rahoittaneet tutkimusta ja tukeneet kansainvälisiä organisaatioita alalla. Kuitenkaan tämä ei vielä riitä. Hormonitoimintaa häiritsevät aineet ovat yhä nykyisinkin globaali haaste ja ne ovat huolen aihe monille kansalaisille. Me emme voi nyt jäädä lepäämään laakereillemme. Meidän täytyy jatkaa työtämme tehokkaammin. Tästä syystä viime marraskuussa komissio antoi kattavan toimintakehyksen sitä koskevan julkilausuman asiasta. Tämä osoittaa, että olemme yhä sitoutuneita ympäristön ja kansalaisten suojeluun. Ja tässä kyseessä on myöskin sitoutuminen sellaiseen työhön, jossa pyritään ähm, kasvintuotanto- ja torjunta-aineiden osalta luomaan määritelmät. Hormonitoimintaa häiritsevien aineiden käsittely täytyy pohjata tieteelliseen tietoon ja varovaisuusperiaatteen käyttöön Euroopassa. Meillä on kolme tavoitetta mielessämme. Ensinnäkin se, että vähennämme altistumista hormonihäiritsijöille kaiken kaikkiaan. Toisekseen haluamme nopeuttaa tieteellisen kehityksen kulkua. Ja kolmannekseen haluamme tukea aktiivista vuoropuhelua kaikkien sidosryhmien välillä. Komissio on tunnistanut kattavan määrän toimia ja erilaisia aikatauluja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi julkilausumassamme nämä tuovat, tulevat esiin ja olen ylpeä voidessani sanoa, että olemme aloittaneet kaikkien näiden parissa jo työt. Kattava katsaus hormonihäiritsijöihin pitäisi tulla valmiiksi vuonna 2020. Meillä on 20 julkista kuulimista suunniteltu tälle vuoksi, vuodelle. Vuonna 2019 pyrimme myöskin järjestämään ensimmäisen vuotuisen sidosryhmän kokouksen ja luomaan uuden verkkoportaalin julkilausumassa myöskin tulee esiin pitkä aikataulu esimerkiksi tutkimuksen tukemisen alalla. Arvoisat jäsenet, tiedän, että eräät teistä ovat pettyneitä tähän terveystarkastusperiaatteeseen, mutta voin vakuuttaa, että me emme pyri vain vitkuttelemaan asiassa. Olemme kaikki sitoutuneet tosiasioihin pohjaavaan politiikan tekoon ja pyrimme luomaan parempia menettelyjä meillä on erilaisia hormonihäiritsijöitä käytössä eri sektoreilla nykyisin, ja komissio on samaa mieltä siinä, että johdonmukaisuutta pitäisi näiden aineiden käsittelyssä olla. Kuitenkin ennen kuin muutamme lainsäädäntöä tai teemme aloitteita, meidän täytyy nähdä, mitkä toimet ovat tarpeet. Eri aineiden erilainen käsittely ei tarvitse tarkoittaa sitä, että toiminta on epäjohdonmukaista. Olemme jo aloittaneet arviointeja, mutta nämä eivät ole kattaneet vielä kaikkia tarvittavia asioita. Meidän täytyy myöskin tarkastella rajat ylittävästi kysymyksiä, esimerkiksi hormonihäiritsijöiden tunnistamista ja erilaisia säätelyllisiä seuraamuksia. Tämä tarkastus, toimivuustarkastus tulee vaikuttamaan asiaan. Me tulemme tarkastelemaan niitä aineita, joita käytetään joka päiväisessä elämässä, jota kuluttajat käyttävät. Esimerkiksi tässä ajattelen kosmetiikkaa, leluja, erilaisia kontaktimateriaaleja. Toimivuustarkastus ei ala tyhjästä. Me pohjaamme sille tiedolle, jota on kerätty jo aikaisemman työn aikana. Haluamme toimia nopeasti niin, että uudella komissiolla on tarpeellinen tieto, jotta se voi tehdä päätöksiä tiedon pohjalta. Hyvät naiset ja herrat, ennen kun päätän puheenvuoron, niin haluaisin sanoa sana sen komission yksikköjen tekemästä jokapäiväisestä työstä tämän politiikan toimeenpanon alalla hormonihäiritsijöitä koskien. Monissa tapauksessa tämä työ on erityisen tärkeää, kun pyrimme haavoittuvaisia kuluttajia suojelemaan. Kaksi esimerkkiä asiasta. Komissio tekee prioriteettilistaa kosmetiikan alalla, jotta voisimme tehdä nopean arvioinnin, jota seuraavassa säätelylliset muutokset ja tämän lisäksi ähm, elintarvikekontaktimateriaaleissa me odotamme biofesnoli Aan kohdalta tietoja ja heti kun saamme tiedot, äh, voimme toimia. Olen vakuuttunut siitä, että toimimalla johdonmukaisesti kaikilla politiikan aloilla saavutamme ne tavoitteet, joita olemme asettaneet itsellemme. Luotan teihin kaikkiin tässä työssä. Paljon kiitoksia. Kiitos. Ja sitten aloitetaan puheenvuorokierros. Poliittiset ryhmät saavat puheenvuorot eri, ensiksi EPPstä. Edustaja Köling. I'm... Kiitos. Tänään oikeastaan korvaan Rova Kiisakeä, joka ei päässyt itse paikalle, mutta EPPn nimissä haluan antaa laajasti tukea tälle parlamentin esitykselle. Me olemme tämän tavoitteen teidän kanssa samoilla linjoilla. Haluamme kokonaisvaltaiset eurooppalaiset puitteet hormonaaliselle haitta-aineelle. Tässä tekstissä korostetaan eri alueita, jos tarvitaan toimintaa. Täällä on lauseita, kuten täytyisi tehdä hiukan kovemmin työtä, niin kuin koulussa sanotaan. Me pitää tutkia ja validoida tietoa nopeammin. Ja vaikkakin arvostan komission komissaarin kommentteja koskien toimivuustarkastusta ja tuen sitä täysillä, niin me tunnemme huolta kuitenkin tästä tahdista ja vauhdista ja me haluamme varmistaa, että emme anna tämän asian jotenkin luisua unohduksiin. Sitten on koko joku eri aineita, joita olemme korostaneet tässä parlamentin päätöslauselmassa, kuten yhdistelmät ja niiden moninaisvaikutus. Tästä ollaan laajalti yhtä mieltä, mutta tällä viikolla on tavanomaista, että viimeiset puheenvuorot täällä salissa käytetään tietyllä tavalla ja tämän, monet ovat puhuneet viimeistä puheenvuorostaan ja minäkin haluaisin nyt sitä käsitellä hetken aikaa, koska minulle britti parlamentin jäsenenä haluaisin vain mainita yhden asian. Brexitistä ja miten se liittyy tähän aiheeseen, koska Brexit on opettanut minulle paljon. Se on opettanut minulle, ettei koskaan pidä pyrkiä laput silmillä johonkin ja ajatella asioita ideologisesti. Pitää olla hyvin varovainen päätöksissä, jotka, peru, päätöksissä, jotka perustuvat uskomuksiin, tunteisiin. Pitää olla varovainen, ettei luo mitään uskon nollista toimintaa eikä toimintaa, joka perustuu näyttöön se voi johtaa haitalliseen toimintaan, suhteettoman sellaisen, ja myöhemmin sitten kadutaan, ja on vaikea löytää tietä takaisin. Mutta miten tämä sitten liittyy hormonaalisiin haitta-aineisiin? No minusta kyllä aika paljonkin, koska me kuulemme aika paljon sellaista, mitä kutsuisin ideologiseksi hysteriaksi koskien hormonaalisia haitta-aineita. Ajattelen tässä tarkistusta yksi, se on hyvä esimerkki. Me emme tule tukemaan sitä EPPssä. Siinä vaaditaan samanlaista toimintaa epäilylle hormonaaliselle haitta kuin todistetuille haitta-aineille. Tässä mennään liian pitkälle, mennään liian nopeasti eteenpäin, eikö se perustu tieteelliseen näyttöön. Toiseksi Brexitistä meille kerrottiin, että ei pidä kuunnella asiantuntijoita. No, en, hormonihaitta on kuitenkin pakko kuunnella heitä. Meidän pitää tarkast- huolella tarkastella tieteellisiä kriteerejä ja arvioida rauhallisesti ja systemaattisesti tilannetta. Laajasti ottaen voimme tukea tätä äh, tekstiä kannattaa. Me emme tue tarkistuksia ja odotamme sitten jo seuraavaa parlamentin kautta, jotta päästään tässäkin asiassa eteenpäin. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavaksi sd ryhmästä edustaja Dalli, kaksi minuuttia. Kiitos arvoisa puhemies, hyvä komission edustaja. Se, että tässä nyt lykätään tarpeellista sääntelyä hormonihäiritsijöiden kohdalla, ei ole sellaista luksusta, johon meillä on varaa. Hormonihäiritsijöitä on useissa tuotteissa, muovipulloissa, kosmetiikassa, leluissa, elintarvikepakkauksissa. EUn täytyy tehdä kaikki voitava, jotta voidaan päästä eroon pikkuhiljaa näistä vaarallisista aineista, erityisesti mikäli niillä on endokriinisia häiritseviä ominaisuuksia. Tämä vaatii poliittista tahtoa ja konkreettisia toimia. Me olemme sitä mieltä, että Euroopan komissio on tehnyt liian vähän ja liian myöhään. Meillä on strateginen puitteisto, mutta siitä huolimatta konkreettisiin toimiin ei ole vielä ryhdytty, jotta voidaan täysivoimaisesti tukea ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Me sanomme tämän, koska vaikka tämä strategia on siis olemassa, niin silloin siitä huolimatta kosmetiikka ja lelut jäävät soveltamisalan ulkopuolelle. Ja tämä on sitten aikamoinen tilkkutäkki, joka ei hyödytä ketään. Ja esimerkiksi kuluttajien näkökulmasta täytyy muistaa, että kuluttajat eivät tiedä, minkä tyyppistä suojelun tasoa he voivat odottaa. Tuottajatkaan eivät tiedä, mitä pitäisi tehdä, koska standardit ovat erilaisia. Me tarvitsemme eurooppalaista toimintaa tällä alalla, jotta voimme tukea suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Tärkeää on, että soveltamisalaa laajennetaan hormonihäiritseviin kemikaaleihin, materiaaleihin, kosmetiikkaan, elintarvikepakkauksiin ja leluihin. Sosiaalidemokraatteina me haluamme saada aikaan sellaisen lainsäädännöllisen verkoston ja kehyksen, joka tukee ja auttaa meitä. Ja tärkeää on, että määritellään hormonihäiritsijät myös sillä tavalla kuin maailman terveysjärjestö ne määrittelee. Tiedämme, että hormonihäiritsijöitä on kaikissa tuotteissa ja näin ollen minä pyydän komissiota noteeraamaan Euroopan parlamentin päätöslauselman ja ryhtymään toimiin, koska hormonihäiritsijöistä täytyy päästä totaalisesti eroon. Kiitos ja sitten ALDE-ryhmän puolesta, puolesta edustaja Riis. Kiitoksia puhemies 20 vuodessa vuoden 1999 jälkeen emme voi sanoa, että olisimme saaneet eurooppalaista hormonihäiriötä koskevaa puitteistoa kehitettyä. Tiede on kuitenkin kehittynyt. Tutkijat ovat arvioineet hormonihäiriöiden vaikutusta eläimiin ja ihmisiin, terveyteen, erityisesti tiettyihin syöpiin, hedelmällisyyteen, neurologisiin ongelmiin. Ja nämä asiat on nykyisin todistettu. Ja se, mitä maailman terveysjärjestö jo vuonna 2013 totesi maailmanlaajuiseksi uhaksi, on jotakin, mitä me emme ole vielä onnistuneet ratkomaan me olemme nyt jälkijunassa vuonna 2015 tuomioistuin moitti komissiota sen toimimattomuudesta, emmekä ole nyt neljässä vuodessa edenneet juurikaan. Tämä uusi strategia, sanoisin, on vajavainen. Esimerkiksi määrittelyt, hormonallisten häiritsevien aineiden määrittely, fytofarmaseuttiset tuotteet. Tiedämme, että 80 prosenttia tästä altistuksesta tapahtuu elintarvikkeiden kautta, joten meidän täytyy keskittyä niiden pakkauksiin, näihin kaikkiin materiaaleihin, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeisiin. Kosmetiikan alalla tämä todettiin jo ja myöskin eh, leluissa, mutta tarkistin asian eilen. Vain kahdeksan tuotetta on määritelty Euroopassa hormonitoiduttaa häiritseviksi, vaikka niitä on yli tuhat ja 90 tällaista löytyy tutkittaessa yhdestä ainoasta joesta Ranskassa. Nyt on korkea aika nopeuttaa toimintaa bisphenol A jonka kielteiset vaikutukset ovat kaikkien todistetuintia, on yhä laajalti käytössä. Ranska, Belgia, Itävalta, Ruotsi ovat jo omalta osaltaan alkaneet säädellä tämän aineen käyttöä. Tässä eurooppalainen harmonisointi toisi lisäarvoa, voisimme eurooppalaisten terveyttä kuten myöskin ympäristöä suojella. Kuunnelkaa nyt, meidän täytyy toimia nopeammin ja tehokkaammin. Kiitoksia. Uh, Kiitos sitten edustaja Konetska, kaksi ja puoli minuuttia. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, arvoisa komissaari, Mielestäni on valitettavaa, että meidän täytyy keskustella jälleen hormonaalisista haitta-aineista – tässä on vetkuteltu ja komissio vaarantaa, kun he sukupolven koska edessä on vakavia terveysiskuja. Vuodesta 1999, kun komissio laati ensimmäisen strategiansa tästä aiheesta, niin olemme tässä vain hukanneet aikaa, arvoisa komissaari. Emme ole juurikaan tehneet tuota, niin kuin itsekin sanoitte, me emme ole pystyneet hyväksymään mitään toimenpiteitä, että voitaisiin minimoida kansalaisten altistuminen näille aineille. Viimeisen viiden vuoden ajan komissio ei ole tehnyt yhtään mitään, vaikka tuomioistuin on sitä tästä moittinut. Hormonaiset haitta-aineet löytyvät kaikkialta, vedestä, ruoasta, pakkauksista, pakkauksista, kemikaaleista, lääkkeistä, jopa leluista, joita annamme lapsiemme käsiin. Ei ole mitään tieteellisiä epäilyjä enää monista haitallisista vaikutuksista, joita näistä aineista syntyy. Annamme valmista, olemme antaneet valmista tarpeeksi aikaa löytää ratkaisuja itse, ja tietenkään he eivät ole löytäneet yhtään mitään ratkaisuja. Päinvastoin me olemme huomanneet, miten he haluavat manipuloida faktoilla ja tieteellisillä tutkimuksilla eturistiriidat tutkijoiden välillä on myös kysymys, jota pitää tarkastella paljon läheisemmin kuin tähän mennessä. Hormonaalisia haitta-aineita pitää tiukasti äh, säännellä niin kuin mutageeneja ja tarvitaan äh, äh, Tarvitsemme siis sääntelyä lainsäädäntöä kaikilla sektoreilla, joilla niitä, jo, niitä käytetään. Ne, niistä pitää asteittain poistua poistaa kaikki käytöstä. Meillä, meillä olla Pitää olla pakolliset testausvelvoitteet ja identifiointivaatimukset. Meidän pitää ymmärtää, että ihan niin kuin mutageenien ja karsinogeenien kohdalla ei ole mitään turvallista altistumisrajaa hormonaaliselle haitta-aineelle. Raja-arvot, jotka nyt on tietynlailla käytössä, ovat edelleen liian korkeita. Tutkimukset ovat osoittaneet, kuinka syntyy kiel- tästä vaikutukset tapahtuvat jo paljon alhaisempien arvojen kohdalla. Kollegat, haluaisin pyytää teiltä tukea päätöslauselmalle ja haluaisin kertoa teille vielä, että olemme tehneet monia tarkistuksia, jotka pyrkivät parantamaan tekstiä. Tätä kautta voidaan ilmaista Euroopan parlamentin turhautumista, joka on syntynyt siitä, että komissio ei ole toiminut. Lopuksi vielä sanoisin, että vaikka vaikkakin hyväksymme jälleen yhden ratkaisevan tärkeän tekstin, niin ei sekään vielä riitä. Kiitos ja seuraavaksi edustaja Rivasi kaksi ja puoli minuuttia. La commissaire. Kiitos arvoisa komissaari. Ja tämä lainsäädäntö koskee siis hormonihäiritseiden toimintapuitteista. Kuten tässä on monesti tullut esiin, niin WHO on jo 2013 määritellyt häiritsijät maailmanlaajuiseksi uhaksi. Ja useat tutkimukset osoittavat, että kroonisia sairauksia seuraa hormonihäiritsijöistä syöpiä, lihavuutta ja niin edelleen. Ja näitä hormonihäiritsijöitä on jopa lasten leluissa. Ja näillä saattaa olla vaikutusta myös lasten metabolismiin, hedelmättömyys, kaikkia kamalia seurauksia. Ja te komissiossa, mitä te teette? Te ette tee yhtään mitään, aika vaan kuluu. Ja se, että me nyt saisimme aikaan lainsäädännön tästä asiasta, ja sanoittehan itsekin, että teillä on jo ollut 20 vuotta strategia, mutta mitä sen aikana on tehty? Ei mitään. Euroopan parlamentti on vienyt tätä asiaa eteenpäin. Ja sitten on vaadittu, että ruotsalaiset ottavat kantaa Euroopan tuomioistuimeen ja tuomioistuin sitten sanoo komissiolle, että mitä sen pitäisi tehdä. Että teidän pitää nyt vihdoinkin tehdä jotakin, että mitkä nämä hormonihäiritsijät ovat ja mitä niille pitäisi tehdä. Ja onneksi meillä on Euroopan parlamentti, joka suojelee Euroopan kansalaisten terveyttä, koska te ette ole tehneet mitään. No mitä te nyt ehdotatte? Ehdotatte, että täällä pitää sitten varovaisuusperiaatetta noudattaa ja minimoida altistuminen ja niin edelleen. Mutta kun katsotte Dominiksin, Semereksin ja muiden mietintöjä, niin kyllähän ne osoittavat selvästi, että altistuminen on kasvanut ihan huomattavasti väestön keskuudessa. Ja komissio, mitä se tekee, ei toimita edes äh, tarkkaa toimintasuunnitelmaa. Ehdottamanne tämä ehdottama, ehdottamamme päätöslauselma ehdottaa, että nyt täytyy tehdä jotakin, täytyy tehdä lainsäädännön suhteen jotakin. Ei edes ole mitään horisontaalista määritelmää hormonihäiritsijöistä. Niitähän on kosmetiikassa, lelussa, elintarvikkeissa, lisäaineissa, biosiideissa, kasvintorjunta-aineissa. Tämä lista on pitkä. Ja katsokaapa vaikka näitä testejä. Tässähän ei edes vaadita mitään lupaa näiden aineiden käytölle. Nyt minä todella toivon komissio, että seuraavalla kaudellanne ryhdytte toimiin, otatte onkeenne nämä parlamentin ehdotukset ja teette jotakin hormonihäiritsijöiden suhteen. Miettikääpä näitä lisääntymiselle vaarallisia aineita, karsinogeeneja, mutageeneja. Mitä ne aiheuttavat kansalaisille? Ajatelkaa kansalaisille, kansalaisia. No niin, olette nyt ylittäneet aikanne. Anteeksi vain ja sitten komission edustaja saa vastata olkaa hyvä. Dear President. Kiitoksia puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, kiitoksia näistä huomioista. Lähestulkoon 20 vuotta sen jälkeen, kun yhteisö loi ensimmäisen strategiansa hormonitoimintaa häiritseviä aineita koskien, nämä aineet ovat yhä globaali haaste ja uhko monille kansalaisille Euroopan unionissa, kuten te aivan oikein toitte esiin. Olemme tehneet merkittävää edistystä hormonihäiritsyiden tunnistamisessa ja säätelyssä. Mutta tästä huolimatta olen samaa mieltä kanssani, että on tärkeää nopeuttaa Euroopan unionin toimia. Kuten jo toin esiin, komission yksiköt ovat jo aloittaneet työnsä eri toimien parissa niiden, jotka julkaistiin viime vuonna julkistetussa strategiassa. Nyt on aika myöskin ryhtyä toimeenpano toimiin hormonihäiritsyiden suhteen. Tämä on äh, sellaista työtä, jossa rajat ylittävä yhteistyö on tarpeen. Vetoon tähän parlamenttiin sen tuen puolesta, kun pyrimme suojelemaan kansalaisia, kuluttajia ja luomaan ympäristö, jolla yritykset voivat kukoistaa. Lopuksi sallikaa minun hyvät jäsenet todeta Andrew Kaikisin sinne kollegani puolesta ja omasta puolestani, että haluan toivottaa teille parasta jatkoa siinä tulevaisuudessa, jonka valitsitte. Kiitoksia. Kiitos äh, kollegat ja kiitos komissaari. Ja olen saanut yhden pyynnön EPP-ryhmältä ja SJD-ryhmältä e ja ECRltä, ALDelta, Vihreiltä ja Kuelta. Ja näin ollen keskustelu sitten päättyy ja tästähän äänestetään tietysti vielä tänään. Sitten siirrymme esityslistan seuraavaan kohtaan. Kluunen mietintö eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetystä palveluympäristöstä. Ja nyt annan puheenvuoron esittelijälle. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies komissaari. Kiitän myös varjoesittelijöitäni tässä asiassa. Mielestäni tämä on ollut hyvin myönteinen asia meille kaikille. On ollut hyvää yhteistyötä, kun olemme käsitellyt eh, kulun yhdennettyä palveluympäristöä. Tämä helpottaa tavaroiden kulkemista merenkulkualalla Euroopan satamissa. Ja varmistan, kun alus tulee satamaan, niin niiden laivojen pitää antaa harmonisoitua tietoa ja ilmoittaa tietystä asioista. Tällä hetkellä markkinoita ovat sirpaloituneet eikä ole mitenkään helppo vierailla missään äh, yksittäisessä satamassa EU-ssa. Aina on käytössä erilaisia vaatimuksia, lisävaatimuksia joissakin satamissa, joten tarkoituksena on helpottaa kauppaa, tehdä kaikesta tehokkaampaa ja yhdenmukaista tietojoukkoja, joita vaaditaan. Meillä on yhteistyö työtä satamien kanssa, olemme vieraat paikan päällä, minä olen myös tehnyt näin, ja olemme tutustuneet siihen, miten paikan päällä toimitaan. Jotkut satamat ovat varsin pitkälle edistyneet, jotkut muut vähemmän, mutta haluaisimme, että kaikki satamat olisivat samalla tasolla Euroopassa ja saataisiin tämä merenkulun yhdennetty palveluympäristö aikaan. Yhteistyö siis on ollut erittäin hyvää ja samoin trilogi sujuu hyvin ja haluaisin kiittää komissaaria hänen ponnisteluistaan ja Romania puheenjohtajavaltiona. valtiona kaikki eteni niin varsin sujuvasti. yksi ensimmäistä kokouksista tapahtui juuri täällä merenkulkualan edustajien kanssa. Minulla on ollut ilo saada aikaan tämä teksti ja auttaa heitä ja tätä kautta helpottaa laajemmin kauppaa. Ja toivottavasti voimme aloittaa pian USAn kanssa kauppaneuvottelut. Kanada on jo allekirjoittanut sopimuksen EUn kanssa tällä kaudella. Tämä kaikki tarkoittaa myös liiketoimintamahdollisuuksia laivasektorille, satamille ja on loppujen lopuksi kuluttajillemme hyväksi. Tämä on kaikki varsin myönteistä äh, varustamoille, satamille haluamme valtavirtaistaa jär, jär, tai siis sujuvoittaa järjestelmää Kaksi miljoonaa satamakäyntiä tapahtuu EU-ssa joka vuosi. Jotkut satamat käyttävät vielä vanhaa paperiteknologiaa, mutta tämä muuttaa tämän kaiken ja vähentää hallinnosta taakkaa, erityisesti lyhyt matka, lyhyen matkan merenkulussa, ja se on hyvin tärkeää. Harmonisoidaan raportointimuodollisuuksia, ja tämä lisää hallinnosta taakkaa jopa valtavasti ja samoin ilmoitusaika puolittuu ja sehän on vain myönteistä. On ollut joukko erityisiä kysymyksiä, joita olemme käsitelleet ja ensinnäkin pitää tunnustaa se, että ne, joilla on jo järjestelmät käytössä, niihin, niitä voidaan edelleen kehittää. Ja jos on lisätietovaatimuksia, datavaatimuksia, niin tämä kaikki voidaan kyllä ottaa huomioon tietys, tietyn ajan kuluessa. Teknologinen neutraalisuus kuului myös asian käsittelyyn ja olemme tyytyväisiä, että tämä on tässä mukana. Samoin mainitaan hallinnointikysymykset, myös hyvin tärkeä kysymys. Samoin varjoesittelijät tulevat tästä puhumaan, mutta hallinto, hallinnointikysymys oli hyvin tärkeä ja samoin varustamoille. On tärkeää, että kuka on vastuussa ja miten voidaan jäljittää tarvittavat tiedot. Kuten sanoin, sopimus tästä asiasta on ollut varsin positiivinen kokemus ja odotan jo äh, innolla täytäntöönpanovaihetta, että nähdään sitten tuloksia, miten voidaan vähentää äh, aikaa, jota on kulunut turhaan byrokratiaan ja voimme todellakin helpottaa tätä kautta kauppaa, joka kulkee Euroopan satamien kautta. Kiitos esittelijä. Sitten komission jäsen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hyvät Euroopan parlamentin edustajat, komissio on hyvin tyytyväinen siitä, että lainsäätäjät pääsivät poliittiseen yhteisymmärrykseen tästä asetuksesta, jonka tarkoituksena on luoda yhteinen eurooppalainen merenkulkualan palveluympäristö. Me olemme vihdoin <clears throat> vastanneet Euroopan meri teollisuuden pitkäaikaiseen pyyntöön, jotta saadaan aikaan täysin harmonisoitu alusten raportointijärjestelmä kaikissa Euroopan satamissa. Erityisesti haluaisin kiittää esittelijä Klunnia ja tietysti myös liikennevaliokunnan varjoesittelijöitä hyvin tehdystä työstä ja määrätietoisesta työskentelystä vuosien varrella. Ja tämä on kaikki johtanut siihen, että olemme saaneet hyvin ja sujuvasti päätöksen aikaan. Tänä päivänä äh, operaattorit äh, käyttävät 1-3 tuntia jokaisessa satamassa raportoinnin parissa. Ja tämä uusi asetus tulee leikkaamaan 60 prosenttia raportointiaikaa ja tämä tulee säästämään noin 2,5 miljoonaa työtuntia joka vuosi, vähentämään hallinnollista taakkaa ja äh, noin sitten 270 miljoonaa euroa 2020 mennessä tällä meriliikennealalla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että otetaan käyttöön myös yhtenäiset tietovarannot ja yhteinen toimintapuitteisto ja saadaan yhteen toimiva horisontaalinen toimintakehys ja tämä myös mahdollistaa sen, että häiriöitä ei synny. Uusi merenkulkualan palveluympäristö mahdollistaa myös tiedon jakamisen ja uudelleen käytön ja sen, että raportointi pitää tehdä vain kerran. Ja sitten otetaan ympäristöasiat myös huomioon ja varmistetaan se, että alukset raportoivat samalla tavalla riippumatta siitä, mihin satamaan ne Euroopassa rantautuvat. Ja tämä tulee myös varmistamaan sen, että tietovirrat toimivat paremmin. Ja laivan varustus merikiliikenneala pitää tätä asetusta yhtenä parhaimmista ehdotuksista, jonka tarkoituksena on parantaa merenkulkualan operatiivista tehokkuutta ja vähentää sen hallinnollista taakkaa. Merenkulkuala on jo ilmaissut tyytyväisyytensä kompromissitekstiin. Tämä teksti ei ainoastaan tyydytä kolmea toimielintä ja merenkulkualaa, vaan se myös tulee auttamaan koko logistiikka ketjua, se edesauttaa digitalisointia ja parantaa tiedon kulkua ja jakamista. Ja tämä tietysti suoraan vaikuttaa eurooppalaisen merenkulkualan kilpailukykyyn ja siihen, että merenkulkuala voidaan ottaa mukaan myös multimodaalisiin kuljetusratkaisuihin. Kiitos. Kiitos komissaari. Ja sitten poliittisten ryhmien edustajat. Ensiksi EPPn puolesta edustaja Van de Kamp. Puhemies, kiitoksia. Ja hyvää huomenta kaikille. Minäkin haluan kiittää, kiittää Deirdrea esittelijänä tästä aika hankalasta asian käsittelystä ja mietinnöstä. Digitalisaatio liikennesektorilla se kulkee vääjäämättä, eteenpäin ja toivottavasti se johtaa tehokkaampaan toimintaan ja myös puhtaampaan, li, puhtaampiin liikennejärjestelmiin. Öö, merenkulun yhdennetty palvelupiste, mukava nimi. Tähän liittyy monia eri aspekteja, jotka liittyvät satamakäynteihin. Tässä ei ole kyse vain satamista, kyse on myös tulli papereista, vaarallista aineista. Tähän liittyy koko joukko eri asioita, jotka tässä hienosti yhdistyvät. On pakko sanoa, että direktiivi vuodelta 2010 on hiukan nyt epäonnistunut. Ja tämän takia komissio on laittanut uuden direktiivin, joka toivottavasti tuo enemmän yhdenmukaisuutta mukanaan ja luo selkeyttä. Henkilökohtaisesti olen vielä huolissani yhteistyöstä eri järjestelmien kesken ja erityisesti viittaan tällaisen Port Community-järjestelmään. Miten tämä kaikki toimii sitten käytännössä? Minä toivonkin sitten, että komissaari valvoo täytäntöönpanoa direktiivin kohdalla. Ja sitten puhemies, tämä oli minun viimeinen puheenvuoroni Euroopan parlamentissa. Haluan kiittää teitä kaikkia sydämellisesti todella hienosta yhteistyöstä, erityisesti kahta liberaaliherra Teliskaa ja Ruva Bulsia. Kiitoksia kovasti. Herra van de Kamp, jos sali olisi täynnä, mitä se valitettavasti ei ole, niin varmasti saisitte uploadit tässä vaiheessa, koska tehän olitte yksi avainhenkilöistä liikennevaliokunnassa ja oli todella suuri ilo ja kunnia tehdä työtä teidän kanssanne. Kiitos oikein paljon. Sitten SJD-ryhmästä kaksi ja puoli minuuttia, edustaja Fleckenstein. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluaisin kiittää eh, esittelijää, varjoesittelijöitä ja kaikkia muita kollegoita liikennevaliokunnassa tämän työn parissa on tehty oikein hyvää yhteistyötä. Tämän asetuksen päätavoite oli hallinnollisen taakan vähentäminen ja tämän tavoitteen olemme varmasti saavuttaneet. Tämä asetus tarkoittaa sitä, että merenkulkualalla on paljon vähemmän byrokratiaa. Kaikki operaattorit, laivan kuljettajat, satamaviranomaiset ja niin edelleen, nämä satamamuodollisuudet kevenevät ja tiedon vaihto onnistuu paljon paremmin satamaviranomaisten, muiden viranomaisten ja merenkulkualan toimijoiden välillä. Ja tämän lisäksi olemme varmistaneet sen, että myös koulutusta tarjotaan satamatyön tekijöille, jotka tulevat tämän uuden järjestelmän parissa toimimaan. Ja me tarvitsemme hyvin koulutettuja työntekijöitä satamiin, jotta tämä järjestelmä toimisi asianmukaisesti. Tällä asetuksella olemme parantaneet eurooppalaisten satamaympäristöjen toimivuutta ja koko merenkulkualan sujuvuutta. Ja muutamien viime vuosien aikana on tapahtunut äh, monenlaista satama-alalla tai merenkulkualalla. Jos ajatellaan vaikkapa satamapakettia, jota sitten muutaman viikon kuluttua joudutaan jo soveltamaan äh, jäsenvaltioiden satamissa. Tässä on vähennetty hallinnollista taakkaa, äh, parannettu työntekijöiden asemaa, vähennetty kustannuksia ja uskon, että Tämä helpottaa myös alusten purkamista ja lastaamista ja tällä tavoin se myös vaikuttaa osaltaan myönteisesti ympäristöön. Ja tämän vaalikauden lopussa haluaisin vielä lämpimästi kiittää kaikkia asianosaisia hyvästä yhteistyöstä. Me voimme kyllä taputtaa itseämme olkapäälle tässä yhteydessä, sillä me olemme tällä asetuksella merkittävästi vaikuttaneet siihen, että eurooppalaisten satamien kilpailukyky kasvaa. Ja tämä on hyvä kaikille, ei ainoastaan minun kotikaupungilleni Hampurille. Ja sitten edustaja Meissner, kaksi minuuttia ALDE-ryhmästä. Kiitos arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, hyvät kollegat. Nyt on todellakin niin, että Tämä on minun viimeinen puheeni edustajana täällä ja vuonna 2009 minä tulin liikennevaliokuntaan ja silloin minä muistan varsin hyvin, kuinka belgialainen kollega juuri teki työtä tämän aikaisemman asetuksen parissa, joka oli tällainen digitaalinen rahtipaperi, joka otettiin käyttöön eurooppalaisissa satamissa. Se oli tämän asetuksen edeltäjä. Silloin jo sanottiin, että pitää olla yhtenäinen merenkulkualan toimintaympäristö ja sitten perustettiin tai laadittiin tämä direktiivi ja sitten sovittiin, että tarvitaan vielä enemmän yhtenäistämistä. Ja nyt meillä on tämä asetus, että ei esimerkiksi fyysisiä papereita enää käsitellä satamissa, vaan digitaalisesti hoidetaan kaikkia. Tämä varmasti helpottaa sataman menettelyä kaikissa Euroopan satamissa. Ja Knut, sinä veit sanat suustani tuossa äsken, koska minäkin halusin osoittaa sen, että tämä on todella iso juttu pohjois-saksalaisille satamille esimerkiksi. Minäkin olen Pohjois-Saksasta ja todella siellä on isoja satamia ja tämä satamapaketti ja tämä asetus, ne ovat todella hyviä uutisia eurooppalaisille satamille ja haluaisin kiittää kaikkia vielä hyvästä yhteistyöstä ja sitten vielä Dedin mietintä tänään ja uskon, että tämä vaalikausi on tuonut todella paljon hyvää eurooppalaisille satamille ja koska tämä on viimeinen puheenvuoro, niin tässä salissa haluan kiittää kaikkia lämpimästi lämpimästi. Minä olen tietysti pahoillani, että täällä on aika vähän porukkaa paikalla keskustelemassa näin tärkeistä asioista, mutta ne, jotka täällä ovat paikalla, niin minä tunnen teidät kaikki oikein hyvin. Olen tehnyt paljon hyvää yhteistyötä viimeisen viiden vuoden aikana, joidenkin kanssa jopa kymmenen vuotta. Tämä on ollut todella iloinen ja mahtava ajanjakso täällä Euroopan parlamentissa. Euroopan parlamentti on saanut paljon aikaan. Olen ollut mielelläni täällä, toisaalta lähden mielelläni myös, myös pois täältä. Nyt on tilaa, aika antaa tilaa muille ja haluaisin kiittää myös komissaaria ja sinä on hienoa nähdä sinut täällä tänään. Mehän olemme tehneet näiden asioiden parissa jo paljonkin yhteistyötä ja tämä asia todella helpottaa eurooppalaista merenkulkualaa. Arvoisat kollegat, Kuten sanoin äsken edustaja Van de Kampille, niin tämä pätee myös teihin. On todella hienoa, Rouva Meisner, että olette tehneet täällä niin paljon hyvää yhteistyötä vuosien varrella. Haluan kiittää teitä lämpimästi ja monet teitä varmasti jäävät kaipaamaan. Ja sitten seuraava edustaja on edustaja Seymour, yksi ja puoli minuuttia. Kiitoksia puhemies Tämä mietintö on mielestäni hyvin tärkeä. On tärkeää virtaviivaistaa näitä toimia ja on hienoa, että byrokraattinen taakka vähenee lopultakin Euroopan unionissa. Kuitenkin minun huoleni on tietojen säilytystä koskeva Euroopan unioni on vain niin vahva kuin sen heikoin linkki on. Ja tällainen yhdistetty tiedonvälitys ei ole jotakin, mikä olisi brittisatamia hyödyttänyt. Monethan niistä ovat itse asiassa yksityisessä omistuksessa. Henkilökohtaisesti haluaisin vielä todeta, että tämä saattaa olla minun viimeinen puheenvuoroni tässä parlamentissa. Ja haluaisin kiittää koko parlamentin henkilökuntaa ja myöskin aina avuliaita, kärsivällisiä ähm, autonkuljettajia, jotka ovat olleet suureksi avuksi kaudellani. Paljon kiitoksia. Aina tulen puolustamaan niitä, jotka ajavat eurooppalaista visiota omissa maissaan. Monet ovat taistelleet, kun ovat pyrkineet ymmärtämään, miksi Britannia haluaa jättää eurooppalaisen hankkeen. Sanoisin vain tämän, teidän pitäisi opetella kuuntelemaan ja olla parempia naapureita. Brexit-puolue johtaa jo mielipidetiedusteluja meillä. Kiitoksia. Kiitos arvoisa kollega ja myös kaikkea hyvää sinulle. Seuraava puhuja on edustaja Pietikäinen, kaksi minuuttia

voimme myös säästää lisäkustannuksia ja parantaa toiminnan laatua. haluaisin kuitenkin näiden kehujen jälkeen nostaa muutaman toiveen esille tietäen hyvin että eu n satamat jo nyt kansainvälisessä vertailussa ovat kovin ympäristöystävällisiä. mielestäni meidän jatkossa tulisi kiertotalouden pohjalta tehdä selkeä harmonisoitu odotuslista satamille siitä

kiitoksia. Uh, Kiitos arvoisa kollega. Seuraavaksi edustaja De Monti. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Eh, kiitoksia puhemies. Eh, uuden teknologian eh, syntyminen vaikuttaa kaikkeen myöskin liikenteeseen. Meidän täytyy tehdä kaikki mahdollinen, että Eurooppa olisi maailmanlaajuinen johtaja alalla. Meidän täytyy huomata, että ilmoituksia ja muodollisuuksia, joita laivat joutuvat noudattamaan tullessaan satamaan, niitä on hyvin paljon ja olisi suureksi hyödyksi, että meillä olisi yksi yhtenäinen ilmoitus. Tämä vaatii harmonisointia jäsenmaiden välillä ja tämä vähentäisi äh, toimijoiden hallinnollista taakkaa. Näin voimme vähentää ähm, taakkaa ja parantaa äh, yhteen sopivuutta ja yhteen toimivuutta eri järjestelmien välillä. Minäkin haluaisin kiittää komission jäsentä tästä hienosta työstä ja haluaisin kiittää hyviä kollegoja ja haluaisin myöskin sloveniaksi eh, tervehtiä teitä ja Friuliksi ja haluaisin todellakin kiittää kaikkia kollegoja. Kiitoksia myöskin puhemies ja komission jäsen. Kiitos. Niin, Friulano <clears throat> ei ole ainoastaan sinun äidinkielesi, mutta alueelta tulee erinomaista valkoviiniä myös, josta minä kovasti pidän. Kiitos, edustaja De Monte. Sitten Liberatski, yksi minuutti, olkaa hyvä. pani Kiitos, arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen. Ja <clears throat> Minulta tätä on kysytty useaan kertaan. Satamat toimijat ja merenkulkualan toimijat ovat usein kysyneet minulta, että mitä EU tekee meidän hyväksemme. On tärkeää, että tämä on nyt vihdoinkin saatu aikaan ja meidän tulisi sanoa nyt satamatoimijoille myös, että pitäisi ottaa käyttöön ympäristön kannalta yhtenäinen systeemi satamille ja aluksille ja sitten halutaan integroitua järjestelmää koko Euroopan tasolla. Haluaisin olla vakuuttunut siitä, että me voimme sanoa rehellisesti, että me toimimme puhtaammin, ympäristöystävällisemmin ja että byrokratiaa voidaan vähentää. Tällä tavoin voidaan saada aikaan sellainen toiminnan taso, johon kaikki ovat tyytyväisiä. Vähemmän paperityötä, enemmän ympäristön suojelua. Ja haluaisin myös osaltani kiittää lämpimästi Edustaja Kamp, joka taisi jo ehtiä lähteä, Rova Meissner, edustaja Fleckenstein ja kiitos Pavel hyvästä yhteistyötä ja arvoisa komissaari, kiitos viidestä kuluneesta vuodesta. Kaikkea hyvää kaikille. Kiitos oikein paljon ja minäkin toivotan Liberatskille kaikkea hyvää täältä monestakin näkökulmasta. Ja edustaja Caputo, yksi minuutti, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Tällä hetkellä äh, merenkulkualan toimijat äh, joutuvat noudattamaan liian monia menettelyjä. Äh, he joutuvat tekemään joka ikinen kerta, kun tulevat satamaan ilmoituksen asiasta. Tämä johtuu siitä, että meillä ei ole ilmoitusvelvollisuuden osalta harmonisointia eri jäsenmaiden välillä ja eri satamien välillä. Valitettavasti tämä aiheuttaa lisää kustannuksia teollisuudelle. Arvioiden mukaan merenkulkuala 4,6 miljoonaa tuntia käyttää vuosittain tällaisiin muodollisuuksiin. Tämä on aivan liikaa. Yksi yhtenäinen ilmoitus muodollisuus tekee mahdolliseksi mm, helpottaa toimintaa ja tämä tukee myöskin kauppaa, kun otamme käyttöön merenkulkualulla digitalisoinnin luomia mahdollisuuksia. meidän pitäisi toimia niin, että alus voi tehdä yhdessä satamassa yhden ilmoituksen ja näitä tietoja voitaisiin sitten seuraavissa satamavierailussa käyttää koko Euroopan unionin alueella. Kiitoksia. Kiitos edustaja Caputo. Tämä päätti keskustelun. Sitten catch the eye-menettely alkaa nyt. Ei enää voi pyytää puheenvuoroa, mutta herra Faria saa puheenvuoron yhden minuutin ajaksi. Olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia puhemies, komissaari. U- uusi teknologia muuttaa nopeasti eh, teollisuuden ala. Me, tämän sektorin pitäisi olla johtaja maailmalla Tämä asetus on seuraava askel, kun pyritään harmonisoimaan tietoja, joita vaaditaan alukselta satamissa. Tarvitaan vastuuviranomaisilta hyvää toimintaa ja liikennöitsiltä myös. Pitää säilyttää tämä merenkulun yhdennetty palveluympäristö teknologisesti ollaan jo varsin pitkälle. Tämä, tämä on interoperatiivista toimintaa ja tarvitaan äh, yhtenäiset vaatimukset. Tavoitte on hyvin tärkeä. Pyritään harmonisoimaan tiettyjä tietoja. Tarvitaan myös paljon yhteistyötä äh, viranomaisten kesken kansallisella yhteisön tasolla. Kiitän vielä hyvästä yhteistyöstä, komissaari ja kiitän myös muita kollegoja. Ennen kaikkea liikennevaliokuntatyö on ollut varsin hyvää ja yhteistyö myös. Kiitos. Ja seuraava puhuja, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Viime aikoina satamaoperaattorit ovat minultakin kysyneet, mikä tämän ajatuksen taustalla on mutta on nimittäin mietitty, että voiko tämä vain lisätä hallinnollista taakkaa. Tietysti tämä yhtenäinen toimintapuitteisto on järkevä idea, on hyvä pyrkiä harmonisoimaan. Meidän täytyy saada aikaan selkeät vaatimukset marjankulkualan toimijoille. Mutta rouva komissaari, haluan kysyä. Tsekeissä sanotaan, että tie helvettiin on katettu hyvillä aikomuksilla, joten pitäkääpä huolta siitä, että tämä toimintaympäristö ei johda siihen tilanteeseen, että merenkulkualan toimijoihin kohdistuu vain enemmän hallinnollista taakkaa. Meidän täytyy pitää huolta siitä, että vaatimukset eivät ole liiallisia ja byrokraattia ei ole liiallista. Jos näin on, niin silloin tästä on paljonkin hyötyä ja lopputulos on hyvä. Kiitos ja seuraava edustaja, olkaa hyvä. Thank you, sir. Uh, five years After I came... Äh, puhemies. Äh, viisi vuotta sen jälkeen, kun aloitin työni, niin ympyrä sulkeutuu täysin harmonisesti. Me olemme puhuneet nyt harmonisoinnista ja yhdistämisessä että ja kaikissa puheenvuoroissa kuulemme samanlaisia sananpainoja. Nyt täytyy ymmärtää se, että on jotakin erityisluontoista erityisluotoista siinä, että eri alueilla on eri säännöt ja ei tämä ole mikään Euroopan unionin oma ajatus vähentää hallinnollista taakkaa, mutta ehkäpä se on hyvä ajatus. Kuitenkin nyt viiden vuoden aikana, kun olen täällä parlamentissa vaikuttanut, olen huomannut, että erilainen tuuli alkaa puhaltaa Euroopassa, muutoksen tuulet, nyt vaalit ovat tulossa, ehkäpä minä en palaa tänne ja täällä tulee aivan erilaisia ihmisiä parlamenttiin. Ollaan aivan erilaisia äänenpainoja. Kiitos. Tämä päättää Catch the Eye-puheenvuorokierroksen ja sitten pyydän vielä komissaari Bulkia käyttämään puheenvuoron tässä lopuksi. Olkaa hyvä. Dear President. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, ensinnä kiitän teitä puheenvuoroista ja kommenteista. Ne ovat täysin sen yhteiskun, yhteistyön mukaista, joka meille tähän on, on saanut. Haluaisin vielä korostaa, kuinka tärkeänä tämän asetuksen tavoitetta pidän saada aikaan todellisen, todellinen eurooppalainen merenkulun yhdennetty palveluympäristö ja alue. Ympäristö hyötyy tästä. Meidän järjestelmämme väestömme hyötyvät tästä, me lisäämme tehokkuutta ja luonnollisesti merenkulkualasta tulee yhä kilpailukykyisempi. Vain yksi lisäselvennys, mitä tulee äh, tähän yhteisöjärjestelmään, jonka herra Van der Kamp otti esille. Komissio ei sulje ulos muita ilmoituskanavia, jos on yhteentoimivuutta ja valinnanvaraa toimijoille. Jäsenvaltiot voivat, voivat valita sopivan järjestelmän, mutta myös ö, satama tiedotusvälineet voivat käyttää näitä välineitä ja antaa lisäarvon mukaisia palveluita satamissa meriliikenteen toimijoille, varsinkin jos ne täyttävät sitten tekniset vaatimukset, jotka sa- sanellaan tässä asetuksessa. Lopuksi haluaisin vielä kerran kiittää esittelijä Kluunia erinomaisesta koordinaatiosta, kaikkia varjoesittelijöitä ja kaikkia kollegoja erittäin rakentavasta keskittyneestä työstä, jonka kautta saatiin aikaan tämä tärkeä lainsäädäntöosuus. Hyvä puhemies, toivotan teille myös onnea ja menestystä tulevissa vaaleissa. Arvoisat parlamentin jäsenet, Tämä on minunkin viimeinen kertani tämän parlamentin edessä ja haluaisin tarttua tilaisuuteen ja todella kertoa teille, kuinka kiitollinen olen eh, te, näistä ei aina helpoista vuoropalusta, mutta aina niistä on paljon hyötyä, emmekä ole koskaan lähteneet pois neuvottelupöydästä, vaikka olisi kuinka vaikeaa ollut. Ja tämä on vahva viesti myös eurooppalaisille. Ja tämä osoittaa demokratian henkeä. Riippumatta siitä, kuinka vaikeaa joskus on löytää loppuratkaisu, me olemme kuitenkin toimineet sitten tämän lopputuloksen mukaisesti demokratian tuloksena. Ja haluaisin jatkaa samassa hengessä ja kehottaa teitä jatkamaan samassa hengessä riippumatta siitä, mikä tilanne tulee olemaankaan ja varmistaa, että luomme kestävät yhteistyökykyisen Euroopan, joka perustuu demokraattisille arvoille. Joten kiitoksia paljon. Tämä on ollut etuoikeus tehdä työtä teidän kanssanne ja toivotan teille kaikille onnea ja menestystä riippumatta siihen, mihin tienne teidät täältä johtaa. Kiitos. Arvoisa komissaari, nämä aplodit sanoivat jo kaiken, mitä halusin sanoa. Kaikki liikennevaliokunnassa kiittävät teitä oikein lämpimästi. On ollut ilo ja kunnia tehdä kanssanne yhteistyötä kuluneen viiden vuoden ajan. Muistan hyvin, kun teidät nimitettiin komissaariksi tuolloin. Tämä oli Tutsekin ensimmäinen nimitys ja me olemme tehneet varsin pitkän yhteistyörupeaman yhdessä ja kiitän teitä vielä tästä ja toivotan teille oikein hyvää jatkoa. Sitten edustaja Kluun esittelijän nimissä vielä kaksi minuuttia tästä asiasta. Olkaa hyvä. Kiitos arvoisa puhemies. Varmasti kuulitte näistä käytetyistä puheenvuoroista, kuinka tervetullut tämä lainsäädäntö on. Tämä todella on voitto kaikille asianosaisille. Tämä vähentää huomattavasti sitä aikaa, mitä alusten täytyy viettää satamassa. Komissio sanoi 60, minä sanoin 50 prosenttia joka tapauksessa merkittävä kevennys. Ja haluaisin kiittää kaikkia hyvästä yhteistyöstä, osoittamastanne tuesta ja siitä, että olemme päässeet näin hyvään lopputulokseen. Tämä on oikein hyvä esimerkki siitä, että mitä Eurooppa voi saada aikaan, kun teemme yhteistyötä. Tällä tavoin voimme parantaa merenkulkualan toimi, to, toimialan kilpailukykyä ja kaikkia siitä, kaikki siitä riippuvaiset toimialat hyötyvät myös. Tämä on todella hieno asia minulle. Tämä on, on viimeinen puheeni tällä vaalikaudella. Toivon, että palaan tänne vielä ensi vaalikaudella, mutta se on irlantilaisten äänestäjien ratkaistavissa. Ja jo tässä vaiheessa haluan kiittää kaikkia liikennevaliokunnassa ja muita asianosaisia. Me olemme tehneet todella paljon yhteistyötä liikkuvuuspaketin eteenpäin viemiseksi ja merenkulkualan ja satamien ja tieliikenteen turvallisuuden ja kaikkien muiden tärkeiden asioiden parissa. Ja olen ollut mielelläni tässä mukana, olen antanut kaikkeni ja haluan Finn Vandekampia kiittää myös. Hän on ollut minun koordinaattorini hän on, me kutsumme häntä johtajaksi, mutta hän ei pidä tästä termistä. Mutta joka tapauksessa haluaisin kiittää häntä hyvästä ohjauksesta ja johtajuudesta viimeisen viiden vuoden ajana. Ja edustaja Meissner, haluaisin kiittää myös sinua oikein paljon hyvästä yhteistyöstä. Me olemme kaikki todella merenkulkualan puolella täydestä sydämestämme ja tämä on ollut todella positiivinen hetki. On hienoa päättää tämä vaalikausi tähän asiaan. Tämä on todella tärkeä asia, että saadaan merenkulkualan yhdennetty palveluympäristö Eurooppaan ja tämä osoittaa, kuinka voimme yhteistyöllä tehdä asioista paljon toimivampia ja tehokkaampia hyödyttäen kaikkia asianosaisia ja kiitos vielä komissaarille myös ja kaikkea hyvää. No? Täällä on ihan mahtava tunnelma tänään. Äh, olisi hyvä, jos näin hyvä yhteistyön henki olisi täällä kaikkina vaalikauden päivinä. No, joka tapauksessa tämä on poliittista elämää ja kiitos vielä kerran esittelijälle erinomaisesta työstä ja hyvästä yhteistyöstä liikennevaliokunnassa. Keskustelu on päättynyt ja tästä äänestetään vielä tänään. Ja sitten seuraava kohta esityslistalla se on edustaja Tangin mietintö kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antaminen. Ja tässä edustaja Tang on paikalla. Hyvä juttu, joten voimme äh, päästä asiassa eteenpäin. Myös komission varapuheenjohtaja äh, Rova Mogherini on paikalla, joten edustaja Tang, neljä minuuttia. Ähm, Kiitoksia puhemies. Äh, Greta Thunberg ilmastoaktivisti oli paikalla tällä viikolla ja hän haluaa pelastaa planeetan niin kuin pelastamme Notre Dame kirkkoa. ja hän on oikeassa, meidän pitää vastata näihin isoihin haasteisiin ryhtyä toimintaan. Meidän pitää toimia kivikiveltä askel askeleelta ja Tämä asetus on myös tärkeä rakennus palikka. Ei ole kyse vain voitosta, vaan myös ilmastosta ja ihmisistä. Meidän pitää löytää ratkaisuja kestävyyshaasteille, joita on. Tarkoituksena on ollut varsin radikaali eh, ehdotus. Kestävyys pitää, kestävyys pitää ottaa kaikessa huomioon kestävyyttä pitää soveltaa mahdollisimman laajasti käsitteenä koskien kaikkia rahoituslaitoksia ja rahoitustuotteita, kaiken tyyppisiä vaikutuksia ajatellen. Ja aina kun on radikaaleja ajatuksia esillä, niin niitä äh, täytäntöönpano ei välttämättä ole ihan helppoa, mutta silti uskallan sanoa, että neuvottelutulos pitkälti heijastelee tätä perusajatusta. Kestävä rahoitus se ei pitäisi sulkea mihinkään vihreän nurkkaukseen, joka ilmaisee hyvää tahtoa ja samanaikaisesti se on tekosyy kestämättömille sijoituksille. Itse asiassa ei ole kyse pelkästään vihreästä kysymystä, vaan kestävyydestä pitäisi keskustella pankkien hallituksissa ja omaisuudenhoitolaitoksissa ja muualla. Tämä tarkoittaa sitä, että kestävyyskäsitykset pitä, aspektit pitäisi ottaa kokonaisuudessaan mukaan jokaisen vaiheeseen päätöksentekoa. Tämä tarkoittaa kaikkia rahoitussektoreita. Kaikkien pitää lähteä tässä liikkeelle, joten kyllä tätä me tarvitsemme laajan mittakaavan tasa-arvoiset mahdollisuudet, jotta kuluttajat jotka haluavat tietää, mistä tuotteessa on kysymys, voivat oppia siitä ja saada tietää. Ja vieläkin tärkeää, me tarvitaan laaja sovellusala, jotta emme rankaise edelläkävijöitä ja hyödytä sitä niitä, jotka laahavat jäljessä. Me tarvitsemme laajan määritelmän kestävyydestä. Tämä on laaja käsite, joka kattaa paljon erilaisia kysymyksiä, biodiversiteetit, ihmisoikeudet, päästöt, työolosuhteet ja tarvitsemme laajat puitteet, jotta voimme hallinnoida riskejä ja vaikutuksia. Ei kyse ole vain siitä, että identifioidaan vaikutukset, vaan tarvitaan toimintaa, joka estää ja lieventää haitallisia vaikutuksia. Ei ole kyse vain tiedon ilmo- tie- tiedosta, tiedottamisesta, vaan myös ö, huolellisuusvelvollisuudesta. Ja tässä pitää edetä kaikilla kolmella eri rintamalla. Ja tämä näkyy jo tavallaan tässä ö, asenteiden muutoksen rahoitussektorilla. Monet jo soveltavat due diligence-periaatetta ja monet ovat allekirjoittaneet sen, että tarvittaisiin lakisääteinen huolellisuusvelvoite. Ja tämä osoittaa, että tähän liittyy yhteiskunnallista arvoa ja halutaan äh, saavuttaa taloudellista arvoa ja hyötyä ja muut arvot voivat kulkea niiden kanssa käsi kädessä, mutta haluaisin nyt vedota Euroopan komissioon ja valvojiin, jotta käyttävät tämän asetu, asetusta hyväkseen, jotta saadaan aikaan standardit äh, tiedonannolla, jotta voidaan laatia standardeja koskien huolellisuusvelvoitetta. Näin saamme aikaan todellisen siirtymän kohti kestävää rahoitusta. Sääntelijän viestin pitäisi olla selkeä finanssimarkkinoille rahoituksesta tulee kestävää. Ei pidä odotella sitä, vaan alkaa työstää asiaa jo nyt. Ja lopuksi, puhemies, haluaisin kiittää parlamentin jäseniä, komissiota, neuvostoa, kun on pyritty ylittämään nämä suuret mielipideerot näin lyhyessä ajassa. Tässä tarvittiin kaikilta paljon ponnisteluja ja haluaisin kiittää sydämellisesti tästä kaikkia. Kiitos. Kiitos edustaja Tang. Tämä varmasti herättää paljon keskustelua. Sitten komission varapuheenjohtaja äh, Rova Mogherini. Äh, paljon kiitoksia. Äh, puhemies, viime vuoden maaliskuussa komissio teki aloitteen tästä säätelystä ja tämä on avain osanen kestävän rahoituksen ja päämarkkinaunionin rakentamisessa ja ilmastoneutraalisuuden saavuttamisessa vuoteen 2050 mennessä. Tämä on myöskin hyvin tärkeä eh, askel. Me yhdistämme näin rahoituksen kestävään talouteen. Tutkimus on osoittanut, että meillä ei ole rahoitusmarkkinoilla eh, kylliksi avoimuutta, toimijat eh, toimivat ottamatta huomioon kielteisiä vaikutuksia ilmastonmuutokseen. Esimerkiksi omaisuus, sellaisten osa, omaisuuserien osalta, jotka tähän vaikuttavat. Euroopassa vuotuisesti on yhden 180 miljardin investointi kuilu ilmastotoimien osalta ja 270 miljardia tämä summa on, jos otamme vielä tähän esimerkiksi vesihallinnon mukaan. Komissio haluaisi, haluaisi toimet käyntiin vuoteen 2021 mennessä, mutta julkinen sektori ei yksin riitä. Rahoitusmarkkinat ovat vain samassa, kun haluamme toimia kestävällä tavalla ja torjua ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia laajalti. Työssä komission lähestymistapa on otettu vastaan ja Syy tähän on se, että investoinnit saattavat vaikuttaa kielteisellä tavalla ympäristöön ja yhteiskuntaan huolimatta siitä, minkälainen investointistrategia on ja onko se kestävä vai ei. Esimerkiksi investoinnit sellaisiin omensuuseriin, joiden vaikutukset saastuttavat vesiä, kuuluvat näihin. Tämä teksti on nyt tärkeä osanen askel eteenpäin. Tämä luo avoimuutta kaikenlaisten rahoitustuotteiden käyttäjille niiden kestävyyden osalta. Tämä tulee kasvattamaan myöskin saatavilla olevan tiedon laatua koskien kestävyyskysymyksiä. Ja tämä tulee luomaan markkinoille kuria ja suitsimaan viherpesua. Uskomme, että tämä tulee muuttamaan finanssimarkkinoiden käytöstä ja ohjaamaan niitä kestävämmän talouden suuntaan. Siksi, että tämä luo kimmokkeita ensinnäkin käsitellä kestävyysriskejä toisekseen äh, kun otamme äh, rahoitustuotteiden äh, ja sijoitusneuvonnan kestävyyden huomioon, tämä tulee vaikuttamaan myöskin sijoittajien käyttäytymiseen. Ja lopultakin tulemme vaikuttamaan kestävyys huomioiden kautta myöskin tuotteiden hintoihin. Komissio kiittää siitä, että asia on käsitelty nopeasti ja siitä, että pääsemme yksimielisyyteen asiassa. Erityisesti haluaisin esittelijä Tangia kiittää siitä, että olette onnistunut johtamaan tätä keskustelua hyvin menestyksellisesti tyksekkääseen loppuun. Tämä ei ole nyt mikään loppu. Tässä työssä komissio tekee paketin muiden osien taksonomian parissa töitä, kuten myöskin toimeenpanon parissa ähm, kestävän äh, toimintasuunnitelman toimeenpanossa. Kiitoksia. Kiitos arvoisa varapuheenjohtaja. Sitten EPPn puolesta kollega Pietikäinen kaksi minuuttia. Markets are multifold towards uh, compared to rahoitusmarkkinat ovat ihan erilaisia verrattuna reaalitalouteen. Eli todella on merkitystä sillä, mihin rahoitusalan virrat menevät. 30 triljoonaa on tällä hetkellä investoituina kestämättömiin omaisuuseriin, jotka ovat esimerkiksi hiilestä riippuvaisia tai aiheuttavat riskiä ympäristölle tai ilmastolle. No sitten on vielä hyvä uutinen kuitenkin se, että me voimme kanavoida näitä investointeja kestäviin kohteisiin. Me voimme lisätä kannustimia investoimaan ympäristöystävällisiin ja ilmastoystävällisimpiin kohteisiin. No, avainkysymys on tieto ja tiedon saaminen ja tiedon julkistaminen. Ja sen takia minä pidän tätä asetusta kaikkien kestävän rahoitusten asetusten äitinä. Tämä on todella keskeinen asetus, koska kyse on siitä, että ei pidä antaa tätä tietoa ainoastaan siitä, että miten tehdään ympäristöystävällisiä tekoja, vaan että pitää antaa tietoa kaikkien toimien ympäristövaikutuksista, olivat ne negatiivisia vai positiivisia tai jotakin siltä väliltä. Ja kyse ei ole ainoastaan ilmastosta. Muistakaamme, että tämä sisältää myös biodiversiteetin, epäsuora maankäyttö, vedenkäyttö, kaikki tällaiset asiat, palmuöljyn käyttö, kaikki nämä ovat sellaisia asioita, jotka pitää raportoida investointitoiminnan yhteydessä ja tällä asetuksella me saamme käännetyksi kehityksen suunnan. Tämä on todella hyvä uutinen. Haluan kiittää lämpimästi kaikkia asianosaisia kollegoita. Seuraava vaihe on se, että laajennetaan soveltamisalaa sillä tavalla, että myös sijoit, sijoittajayritykset ja sijoitusyritykset sitten joutuvat tätä noudattamaan, jotta tämä todella otetaan käyttöön kaikkialla toimialalla koko tuotantoketjussa, jotta todella voimme pitää huolta siitä, että yritykset joutuvat harjoittamaan ympäristökirjanpitoa ja tällä tavoin antamaan kaikki tarvittavat tiedot. Kiitos kollega olen pahoillani nyt Beres eikä Viirink näytä olevan paikalla, joten jatkamme keskustelusten seuraavasta puhujasta, edustaja Carthy. Hän edustaa vihreitä ja Goea. Kiitoksia puhemies. Todella sääli täytyy sanoa, että en pysty tukemaan tätä asiaa huolimatta hyvistä pyrkimyksistä parlamentissa, mukaan lukien esittelijä, jota haluan kiittää. Komissiolla ja neuvostolla on kuitenkin rajoitettu toimiala, että nyt tämä koskee vain pientä osaa rahoitustuotteita. Kiitän kuitenkin tästä uudestaan. Parlamentin mietintö ylitti pitkälti sen, mitä saimme jäsenvaltiolta tehtäväksi Heiltä oli ole ilmeisesti minkälaisen toimintaan ilmastonmuutosta vastaan tiedon ilmoittaminen on pelkkä minimi, jota voimme vaatia rahoitussektorilta, joka on tehnyt niin paljon tuhotakseen ympäristöä ja talouttamme. Haluan vielä toistaa jälleen kerran tieteellinen näyttö, joka osoittaa, että meidän pitää saada aikaan nopea siirtymävaihe aikaan, jotta haluamme, jos haluamme rajoittaa puolentoista asteisen ilmaston lämpenemisen. Tämä on vain muutaman vuoden päässä. Niin kuin muissakin äänestyksissä koskee tämän tyyppisiä asioita, niin pitää todeta, että tuntuu, että emme välitä ollenkaan planeettamme tulevaisuudesta tai lastemme tulevaisuudesta ja lastenlastemme tulevaisuudesta puhemies. Tämä voi olla viimeinen puheenvuoroni, mutta haluan kuitenkin sanoa, että toivon, että seuraava parlamentin lainsäädäntökausi käytetään siihen, että ollaan paremmin yhteydessä eurooppalaisen ympäri Eurooppaa ja suuria muutoksia ja kriisejä on tulossa seuraavalla kaudella. Meidän pitää päättää, jatkammeko todellista ilmastotoimintaa vai aiommeko vain asettaa kaikenlaisia hiiliveroja perheille ja talouksille. Meidän pitää miettiä, tuemmeko perheitä vai aiommeko jatkossakin antaa vapaat kädet pankeille ja muille riistäjille. Meidän pitää päättää, haluammeko investoida EUn varoja siihen, että luodaan todellisia, todellisia kestäviä työpaikkoja ja kasvua kautta EUn vai investoimmeko miljardeja eurooppalaiseen armeijaan. Toivottavasti, että palaan tänne puolustamaan Irlannin asemaa ja teen, tekemään työtä teidän kaikkien kanssa, että saamme reilumman oikeudenmukaisemman EUn aikaan. Uh, Kiitos edustaja Carthy. Tosiaan katsoin väärästä kohtaa sinun puolueesi nimeä. Minä sanon tuossa alussa vähän sekoilin, anteeksi vain olen nukkunut vähän liian vähän. Sitten edustaja Scott Cato, puolitoista minuuttia. Äh, paljon kiitoksia. Äh, oli hienoa kuulla Greta Thunbergin puhe tällä viikolla. Hän oli sähköistävä, mutta hän myöskin kritisoi poliitikkojen tekopyhyyttä, jotka puhuvat ilmastonmuutoksesta ilman toimia. On ollut taistelua saada tätä edistystä ete- eteenpäin ja hän olisi varmaankin ollut tyytyväinen tähän sijoitusten kestävyysriskejä koskevaan työhön. On hienoa, että jälleen kerran Euroopan unioni johtaa ympäristöstandardien alalla työtä. Tällä kertaa meillä on ensimmäiset sitovat finanssimarkkinoiden ähm, ohjeet sijoitusten kestävyyden suhteen. Äh, ihmiset voivat äh, toimia samoin kuin elintarvikkeiden suhteen, kun lasagnessa oli hevosen lihaa. Tämä oli skandaalia, mutta me emme voi tietää, äh, investoiko investointipalveluiden tarjoaja tuulimyllyihin vai sademetsän hakkaamiseen on ähm, pahoiteltavaa, että komissio yhä äh, on sitä mieltä, että tiettyjä riskejä voidaan piilotella kansalaisilta. Äh, nämä pahoiteltavat poikkeukset tarkoittavat sitä, että yritykset voivat vielä piilotella näitä likaisia, tuhoavia investointejaan. Tämä nakertaa meidän kestävyysagendamme kun meillä on tuhansia mielenosoittajia kaduillamme ilmaston puolesta, vetoamme kollegoihin ja komission, kuunnelkaa kansalaisia. Meidän pitää luoda todellinen kestävä siirtymä ja meidän täytyy myöskin finanssimarkkinoita käyttää tämän helpottamiseksi. Kiitoksia. Kiitos arvoisa edustaja. Sitten äh, edustaja Etheridge EFDD-ryhmän puolesta. Äh, kiitos arvoisa puhemies. No tämä nyt todella on minun viimeinen puheenvuoroni tässä salissa – en nyt mene muodollisuuksiin, vaan sanon suoraan, että politiikan yhdistäminen rahoitusalaan ei välttämättä ole hyvä idea. No, joka tapauksessa täytyy todeta, että on hienoa, että olen West Midlands-aluetta voinut edustaa täällä viisi vuotta. Täällä on ollut hyviä keskusteluja, on ollut hyvin erilaisia mielipiteitä hyvässä hengessä ja keskenäisen kunnioituksen hengessä täällä on keskusteltu. Ja toivon, että täältä nyt kaikki, jotka lähtevät, niin ajautuvat hyvin tehtäviin, puolustavat omaa kansaansa ja kansakuntaansa ja toivon kaikille kaikkea hyvää. Ja tämä on ollut minulle vähän hankalakin ajanjakso, mutta minulla on paljon hyviä ystäviä, minun tuken, perheen tuki on minua auttanut paljon. Vanhempani ovat minun todellisia sankareita. He ovat antaneet minulle kaiken tukensa ja haluan nyt toivottaa kaikille kaikkea hyvää riippumatta poliittisesta väristänne. Niin, edustaja Etheridge, haluan vain lähettää teillekin terveiset, että kaikkea hyvää kaikkiin tuleviin pyrintöihin. Ja meillä on kaikilla paljon sankareita täällä sitten asiaryhmän puolesta. Edustaja Winter, arvoisa puhemies, arvoisat kollegat. Minä haluaisin sosiaalidemokraattista kollegaani Tangia kiittää erityisen hyvästä työstä esittelijänä. Hän on tehnyt paljon kestävän rahoitusalan varmistamiseksi. Tämä on askel tärkeään suuntaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki rahoitusalan toimijat joutuvat tulevaisuudessa antamaan avoimesti tietoa tuotteidensa kestävyydestä. Ja Greta Thunberg, hän oli täällä toissa päivänä ja hän todella teki selväksi, että nyt täytyy ryhtyä toimiin, jos haluamme välttää ympäristö- ja ilmastokatastrofin. Ja tämä ei riitä, että herra Weber nyt postaa pari kivaa kuvaa someen. Se ei riitä. Meidän täytyy ryhtyä todella toimiin. Ja, ja Greetahan ei antanut tämän edes tapahtua. Ja sitten Kreetankin sanoin, meillä ei ole ongelmana se, että mekö tietäisi, mitä meidän pitäisi tehdä, mutta ongelma on se, että me emme tee mitään. Ei saa antaa periksi toimialojen vastustukselle ja täytyy pitää huolta, että ei, ei ainoastaan viherpesua harjoiteta, vaan todella harjoitetaan kestäviä investointeja ja kestävää toimintaa. Ja e, täytyy muistaa myös kestävyyden monet puolet, ekologinen ja sosiaalinen. Ja tässä on näitä asioita käsitelty äh, monessakin mietinnössä. Me olemme d ryhmästä aina tehneet hyviä tarkistuksia, mutta EPP ei ole niitä hyväksynyt. Täytyy miettiä, mikä on kestävää ja mikä ei, ja mikä on todella kestävää. No mitä pitää nyt tehdä? Täytyy pitää huolta siitä, että seuraavan parlamentin edustajat ja seuraavan komission jäsenet vievät tätä asiaa ponnekkaasti eteenpäin. Tämä on tärkeä askel eteenpäin, mutta tämä ei vielä riitä. Täytyy luoda todellinen kestävä talous, että pankit ja rahoituslaitokset todella antavat julki kaiken sen tiedon, mikä mahdollisesti vaikuttaa negatiivisesti ympäristöön ja kestävyyteen. Ja toivon, että Euroopan vaaleissa sitten valitaan sellaiset ehdokkaat, jotka puoltavat kestävyyttä kaikissa sen muodoissa. No niin, nyt edustaja Bereskin on ollut tullut paikalle. Olkaa hyvä, kaksi minuuttia. kiitoksia. Hyvä varapuheenjohtaja. Tämä on viimeinen teksti, josta Euroopan parlamentti äänestää ja minä en tiedä, mitä minä nyt tämän poistuvan komission työssä kiittelen, mutta yksi asia on sellainen, josta iloitsen, nimittäin ympäristö- ja finanssiasioiden yhdistäminen. Tämä on jotakin, mistä me olemme Euroopan komission virkamiehille ja vastuuhenkilöille, myöskin komission jäsen Dombrovskiselle velkaa. Ja tämä on todellakin menestysaskel. Poltangin johdolla me olemme saaneet nyt edistystä tämän tekstin parissa aikaan, ja tämä on kaikkein tärkeimpiä seikkoja sen sovellusalassa. Meillä on nyt tekstissä mukana vaatimuksia siitä, että kaikki finanssialan tuotteet ähm, asettaisiin tämän avoimuusvaatimuksen alle. Tätä me olemme puolustaneet. Komission aloite äh, vaati finanssialan toimijoille avoimuutta ja vihreän sektorin toimijoille. Tämä oli ensimmäinen askel kohti viherpesua mutta tässä oli vaara sulkea eri toimijat omiin karsinoihinsa eh, niin, että ne voisivat antaa vihreämmän kuvan itsestään ilman, että ne muuttaisivat eh, toimintansa laatua juurikaan. Tämän sijaan me vaadimme, että koko finanssisektori joutuu julkaisemaan tiedot investointien eh, ympäristövaikutuksista, erityisesti suuryritykset, joiden toiminnalla on kaikkein raskain vaikutus. Tässä ajatuksena on se, että meidän täytyy uudistaa finanssisektoria kaiken kaikkiaan ja esittelijä haluaa, että me harjoitamme due diligence-periaatteen mukaista varovaisuutta. Meidän täytyy ottaa ympäristövaikutukset huomioon ja nämä tiedot täytyy ottaa myöskin päätöksentekoprosessissa huomioon. Meidän täytyy muuttaa menettelyjä ja tehdä kuluttajille mahdolliseksi valikoida investoinnit paremmin. Tämä on erittäin tärkeä etappi, jota seuraava, Euro- seuraava Euroopan parlamentti voi sitten työstää vielä. Kiitoksia. Nyt olemme käyttäneet tämän Catch the Eye-vaiheen ajan loppuun ja sitten uh, edustaja Grappini, minuutti domnule președinte doamnă comisar doamnă înalt reprezentant stimați colegi Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, arvoisa komission varapuheenjohtaja, on todella vahinko, että meitä on täällä niin vähän, vaikka keskustelemme näinkin tärkeästä asetuksesta, jonka tarkoitus on edesauttaa kestäviä investointeja ja vähentää kestävyyteen liittyviä riskejä. Me tiedämme kaikki, että rahoitusalan kestävyys on todella tärkeä asia ja me Meillä on myös uudelleen teollistumisen politiikka, joka hyvin kiinteästi liittyy tähänkin asetukseen. Ja on hyvä, että nyt vielä viime hetkellä voimme äänestää tämän mietinnön läpi. Nimittäin tänä päivänä mitään rahoitusta ei saisi olla ilman kestävyysaspektien huomioon ottamista ja meidän täytyy kuluttajina saada tietoa siitä, minkälaisia rahoituspalveluita ostamme esimerkiksi. Ja riskinhallintaa täytyy parantaa. Riskiä ei voida hallita ainakaan pitkällä tähtäimellä ilman tietoa ja avoimuutta. Tämä, askel on todella, tämä asetus on todella askel hyvään suuntaan. Kiitos. Ja sitten SJD-ryhmän puolesta edustaja Beres tuli paikalle. Äh, joten annan nyt samassa hengessä myös äh, edustaja Virinkillekin puheenvuoron, koska hänkin tuli paikalle Aldesta. Eli kaksi minuuttia annan teillekin ennen CatchDI-menettelyn avaamista. Beste kollegas. Arvoisat kollegat, olemme kulkeneet pitkän tien, mutta nyt on tulos pöydällä. Ennen kaikkea ne, haluaisin ki- kiittää komission ja neuvoston neuvotelta hyvästä yhteistyöstä, kylmäverisyydestä ja kärsivällisyydestä, jota teillä on neuvottelussa ollut, mutta ennen kaikkea teillä on ollut visioita ja sitkeyttä. Hyvät kollegat, viimeisenä vuonna olemme neuvostelet ja haluamme 180 miljardia euroa saada aikaan, että voimme säästää ilmastomme. Aika tulee näyttämään, olemmeko tässä onnistuneet. Henkilökohtaisesti olen todella vakuuttunut siitä, että tänään saamme, varmistamme tien kestävälle tulevaisuudelle, kestävälle tulevaisuudelle, josta lapset ja lapsenlapsemme voivat hyötyä samalla tavalla kuin meidän sukupolvemme jos meidän pitäisi uskoa ilmastomielenosoittajia, niin nyt kello on kyllä jo ei ole enää viittä vailla, vaan viittä yli 12. Jos meidän olisi ryhtyä toimintaan jo 20 vuotta sitten, tätä emme voi yhdessä päivässä korjata. mutta yksi asia pitää tulla selväksi matkan lapussa. Me kaikki maksamme tästä laskun. Ainoa ratkaisu on rakenteellinen, kestävä investointi. Tätä kautta voidaan hyötyä tilanteesta ja näin voimme kääntää, estää tulevaisuudet kriisit. Haluaisin kiittää hyvässä yhteistyöstä ja tämä on myös oma viimeinen puheenvuoroni. Kiitän kaikkia tästä tilaisuudesta saada tehdä täällä työtä. Kiitos. Kiitos. Vastavuoroisuuden nimissä minäkin kiitän teitä oikein hyvästä yhteistyöstä. Edustaja Kaputo, yksi minuutti. Grazie, grazie presidente. E Paljon puhemies. Tämä on viimeinen puheenvuoroni tämän kauden aikana ja on hienoa, että pääsen käsittelemään tätä teemaa, jossa yhdistyy ympäristöllinen kestävyys eh, ja eh, tämän vuoden työmme. Pariisin sopimus on valtava mahdollisuus, eikä investointienkaan eh, osalta sitä saa jättää sivuun. Tämä on nyt myös mahdollisuus luoda tuhansia työpaikkoja. On hienoa, että finanssimarkkinat kehittyvät tähän suuntaan. Meidän täytyy vahvistaa niiden tietojen avoimuutta, joita finanssipalveluiden tarjoajat antavat tuotteistaan heillä tulee olemaan nyt velvollisuus ottaa ympäristölliset riskit ja vaikutukset huomioon toiminnassaan ja näin palvella paremmin kuluttajien intressejä. Tässä pyritään myöskin hiilidioksidineutraalisuuteen ja kestävän kehityksen tukemiseen ähm, reaalitalouden tuella. Tässä tarkoituksena on toimia äh, kestävällä tavalla Pariisin sopimuksen äh, periaatteiden mukaan. Nyt ähm, näkemiin äh, seuraavan heinäkuuhun asti kaikille. Kiitoksia. Kiitos ja sitten komission varapuheenjohtaja. Kiitos arvoisa puhemies komission puolesta. Haluaisin äh, erityisesti varapuheenjohtaja Domrovski, jota täällä edustan. Haluaisin kiittää esittelijä Tangia kaikista asioista, jotka toi tähän keskusteluun esille. Olen varma, että tämä päätöslauselma tänään hyväksytään ja olen samaa mieltä useiden puhujien kanssa, että tämä on tärkeä askel eteenpäin ja hyvä askel sillä tiellä, kun pyrimme saamaan aikaan hyviä tuloksia kestävien rahoitusten ja sijoitusten suhteen. Tämä on osa tärkeää raho- rahoitusalan lainsäädäntöpakettia, joka on meille yksi poliittinen prioriteetti. On hyvin tärkeää, että vaaditaan, että kaikki sijoitukset ovat kestäviä luonteeltaan ja pidetään huolta korkeista kestävyysstandardeista, avoimuudesta jäljitettävyydestä ja tämä myös johtaa siihen, että markkinoilla ollaan entistä tietoisempia kestävyysaspekteista ja ne otetaan laajamittaisesti huomioon kaikissa sijoitusstrategioissa. Me uskomme, että tämä asetus voi johtaa käyttäytymisen muutokseen rahoitusmarkkinoilla ja sijoittajien parissa, ja tämä voi osaltaan vaikuttaa siihen, että sijoitukset kohdentuvat entistä enemmän kestäviin kohteisiin, ja tämä on tärkeä osa kestävyysstrategiaamme. Ja kiitos kaikille asianosaisille tämän asian eteenpäin viemisestä. Kiitos arvoisa varapuheenjohtaja. Sitten Tang, teillä on vielä kaksi minuuttia aikaa loppupuheenvuoroon. Um, kiitos puhemies. Aluksi olen hyvin iloinen, että komissio laati kestävän rahoituksen toimintasuunnitelma. Se oli ratkaiseva muutos, jossa herra Dombrovskis oli johtoasemassa ja arvostan tätä kovasti ja mielelläni vaikutan muiden kanssa näihin ensimmäisiin askeliin. Rova Mogherini on oikeassa. Tämä ei ole viimeinen askel kaukana siitä. Samoin herra McCarthy, meidän pitää todella työstää tätä asiaa eteenpäin, mutta toivon, että nämä ensimmäiset askeleet – ovat selkeä merkki rahoitussektorille siitä, että tämä tulee muuttamaan rahoituksen kestävämmäksi. Tämä on ratkaiseva askel tähän suuntaan ja muita askelia seuraa. Siksi vetoan myös valvojiin ja komission, jotka jatkavat asian käsittelyä. Olen tyytyväinen voidessaan tehdä työtä seuraavassa parlamentissa. Jos en pääse, niin sitten parlamentin ulkopuolella niiden muutosten hyväksi, joita tarvitsemme. Tässä keskustelussa huomaan, että myös EUn taloudessa tapahtuu muutos. Meidän pitää päästä eroon anglosaksisesta äh, perinteestä, edetä nopeasti rikkoen asioita, missä yritykset, rahoituslaitokset vain toimi, ovat talouden toimijoita, joita johtaa tällaiset kannustimet. Meidän pitää kääntyä eurooppalaisten perinteiden puoleen, missä otamme huomioon rahoituslaitokset, yritykset, johtokunnat ja kaikki ottavat huomioon kaikkien sidosryhmien edun. Meidän pitää palata takaisin eurooppalaisiin perinteisiin, missä yritykset, rahoituslaitokset, pankit, vakuutuslaitokset ovat osa yhteiskuntaamme ja toimivat myös sen mukaisesti. Tämä on se muutos, jota tarvitsemme ja uskon, että tämä on tuloillaan, koska näen jo tällaisia edelläkävijöitä. Ehkä siksi, että olen poliitikko, niin olen aina optimisti, mutta näen kyllä positiivisia merkkejä muutoksesta ja tämä onkin hyvin tervetullutta jotta tämä muutos saadaan aikaan ja saadaan aikaan oikeudenmukaisempi, tasa-arvoisempi yhteiskunta. Kiitos. Niin, keskustelu on näillä sanoilla päättynyt ja mietinnöstä äänestetään vielä tänään, joten voimme siirtyä esityslistan seuraavaan kohtaan. Kiina ja erityisesti uskonnollisten ja kansallisten etnisten vähemmistöjen tilanne. Ja tässä on paljonkin puhuja ja edustaja Belder saa puheenvuoron ensiksi. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Tämä on viimeinen puheenvuoroni myös parlamentissa ja haluan jälleen puolustaa uskonnossa, uskonnonvapautta Kiinassa ja myös kaikissa toimielimissä. Olen pitkään vakuuttunut siitä, että Euroopan parlamentin vaalien jälkeen sen pitää jatkaa tätä työtä totalitaarinen presidentti Sinin kampanja viime vuosina uskonnonvastainen, se estää, ei ole, hän ei ole halunnut uskonnonvapautta ja tämä pitää ottaa esille myös EUn ja Kiinan välisessä huippukokouksessa. Miten presidentti voi yhd... miten hän sorsii, uiku... anteeksi, sortaa uikureita paneet eräsiin leireihin. Viime vuonna yli miljoona kristittyä kärsi uskonnostaan, samoin kirkon johtajat. Vetoamme Kiinan johtoon, että se osoittaisi inhimillisyyttä eh, myös omia kiinalaisiaan kohtaan. Ja että vai silloin voidaan puhua sivistyksen laajemmassa mielessä. Ja kiinalainen kulttuuri voi mm, säteillä tavallaan globaalilla tavalla, tavalla jos se toimii toisella tavalla itse. Kiitos. Ja seuraava laatia on edustaja Scholz, puolitoista minuuttia. Kiitos arvoisa puhemies, arvoisa ulkopolitiikan korkea edustaja. Kun kyse on strategisesta kumppanuudesta, on tärkeää, että meillä on poliittista tahtoa ja rohkeutta ottaa esille sellaisia asioita, joista osapuolilla on erilaiset lähestymis- ja toimintatavat. Ja on erittäin ikävä todeta, että Kiina, johon olen ollut yhteydessä vuosikymmeniä, on nyt ruvennut näkemään ihmisoikeudet ihan eri tavalla kuin ennen. Toisaalta on rohkaisevaa, että tunnustettiin YK ihmisoikeusyleissopimuksen merkitys EU-Kiina huippukokouksessa 9.4. Mutta haluaisin, että lähetetään nyt riippumaton kansainvälinen ihmisoikeusasiantuntijoiden delegaatio Kiinan Xinjiangin uiguurialueelle. Michelle Bachelet Jeria, YK lähettiläs, pitäisi olla tässä tiiviisti mukana. Ja Kiina ei voi tällä tavalla yksipuolisesti yhtäkkiä unohtaa, miten ihmisoikeuksia pitäisi kunnioittaa, että se ei hyväksy omaa monimuotoisuuttaan. Ja Xinjiangin leireillä olosuhteet ovat todella äh, Kiinan perustuslain vastaisia. Eikä oikeusvaltiossa voida sallia sitä, että täysin sattumanvaraisesti hallinto- tai poliisiviranomaiset pistävät ihmisiä säilöön useaksi, useiksi kuukaudeksi. Olen kuullut, että pidätettynä on jopa miljoona ihmistä. Ja tämä on todella aivan erilainen Kiina kuin minkä näemme kauppaneuvotteluissa. On tärkeää, että luodaan yhtenäiset standardit tietosuojalle ja yksityisyyden suojalle, erityisesti kun kyse on tulevaisuussuuntautuneista yhteiskunnista. Kiitos Edustaja Scholz, sitten edustaja Bytikoffer. Voitte vielä käyttää puheenvuoron tässä välissä, jos haluatte. Olkaa hyvä. Uh, apologies. Paljon kiitoksia puhemies ja pahoittelen sitä, että olin muutaman hetkisen myöhässä. Möchte mich als erstes bedanken. Aluksi haluaisin kiittää kaikkia niitä kollegoita, jotka ovat eri poliittisista ryhmistä pitäneet tätä asiaa esillä. On tärkeää, että ihmisoikeudet ovat jatkuvasti keskustelussa ja erityisesti kun kyse on uskonnollisista ja etnisistä vähemmistöistä, heitä täytyy aina puolustaa ja me olemme hyvin yksimielisiä näiden henkilöiden puolustamisesta tässä talossa. Ehkä muotoilumme ja näkökulmamme eivät ole aina ihan samoja, mutta me kyllä syvällä sisimmässämme ymmärrämme, että näitä ihmisryhmiä pitää suojella ja että EUn ja Kiinan välisissä suhteissa erityisesti ihmisoikeudet ovat aivan keskeisiä. Emme saa sallia, että Kiina polkee ihmisoikeuksia ja jättää ne toissijaisiksi. Haluaisin mainita tässä kaksi henkilöä. Puheenjohtaja Tusk hän on edellisen EU-Kiina huippukokouksen yhteydessä todennut aivan selvästi sen, että ihmisoikeuksia ei saa polkea. Hän sanoi sen niin selväsanaisesti, että toivon, että kaikki olisivat yhtä selväsanaisia kuin Donald Tusk. Ja, ja entä sitten kiinalaiset, jotka väittävät BBCn uutisille, että he eivät edes tiedä, mitä tällaisia, tällaisilla leireillä tapahtuu, että sellaisia on edes olemassa. Tämä on todella alentavaa kohtelua, että ei kerta kaikkiaan ihmisoikeuksia pidetä tärkeänä. Tällä tavoin Eurooppa, Euroopassa ei voida suhtautua ihmisoikeuksiin. Arvoisat kollegat, olisi oikein hyvä, jos pitäytyisimme puheajoissa, koska aikataulupaineet ovat kovat, joten nyt täytyy todella pysyä aikataulussa. Edustaja Lainen, yksi minuutti, olkaa hyvä. Arvoisa rouva Mogherini, te varmasti muistatte, että tämän vaalikauden ensimmäisessä kokouksessa pyysin teitä laatimaan Euroopan unionille uuden Kiinastrategian. Ja tämä ei ollut pyydetty ainoastaan kauppasuhteiden vahvistamiseksi, vaan nimenomaan poliittisten suhteiden vahvistamiseksi. Ja haluan kiittää teitä. Te olette tämän tehneet. Meillä on uudistettu Euroopan unionin Kiina-strategia, joka kyllä on täsmällisempi ihmisoikeuksien suhteen. Haluamme tietää, mitä suuressa maassa tapahtuu ja miten meidän tulisi siihen suhtautua. Kiinan talouskasvu on ollut ällistyttävää miljoonia, satoja miljoonia ihmisiä on nostettu köyhyydestä, hyvä niin, mutta äh, ihmisten vapaudet, kansalaisten vapaudet ovat olleet todella huonossa jamassa viime aikoina. Olemme kuulleet, että puolue päättää kaikesta, puolueen valvonta ulottuu kaikkialle ja se rajoittaa ihmisten valinnan mahdollisuuksia ja, ja sortaa tiettyjä ihmisryhmiä. Esimerkiksi uskonnonvapaus on Kiinassa hyvin vaikeaa, vaikka se on itse perustuslaissa mukana. No 9.4. oli Kiina EU-huippukokous ja siellä sanottiin, että ihmisoikeudet ovat jakamattomat ja universaalit. Ja EUn täytyy tätä nyt vaatia. Ja useat tahot eivät uskalla ottaa näitä asioita esille Kiinan kanssa, koska Kiina on taloudellisesti niin vahva ja EUlla pitää olla pokkaa sanoa Kiinalle, että ihmisoikeuksista pitää pitää kiinni. Kiitos sitten Shoidrova, kaksi minuuttia. Děkuji kolegyně a kolegové. Máme před sebou usnesení, který upozorňuje na žalostnou situaci náboženských. Kiitos tästä äh, tekstistä osataan kuinka valitettava tilanne uskonnollisilla ja muilla vähemmistöillä Kiinassa on. Tämä ei ole ensimmäinen kerta. Jälleen puhumme tilanteesta, jota on aivan mahdoton hyväksyä. Tämä on maailman väkirikkain maa. Maassa, maassa on suuret henkiset perinteet. Ja on hienoa, että me olemme löytäneet asiasta yhteisymmärryksen ja haluan kiittää kaikkia tekstin laatioita siitä, että ovat kyenneet löytämään konsensuksen. Tämä on tärkeää, koska Kiinahan on merkittävä kumppani ja on tärkeää, että Kiina täyttää oman perustuslakinsa vaatimukset, kuten esimerkiksi uskonnonvapausvaatimuksen. Mutta tilanne on kuitenkin aivan päinvastainen. Kirkkoja tuhotaan, kristityjä vainotaan, henkisiä ja hengellisiä johtajia pidätetään. On yli sata turvapaikanhakijaa Kiinasta tällä hetkellä Tsekin tasavallassa. Ihmiset kärsivät etnisestä vainosta, e, muun muassa uiguurit. He ovat joutuneet myös hiljattaisen e, elektronisen valvonnan uhreiksi. Me mainitsemme erityisiä esimerkkejä ja pyydämme, että pidettyjä henkilöitä valitaan, henkilöt vapautetaan nopeasti. Esimerkiksi uiguuri, ekonomisti ja älykkö ja aktivisti, joka pidätettiin. Vapautetaanko häntä koskaan, kuten Haklav Pavel tai Nelson Mandela? Me pyydämme sanktioita niitä ihmisiä varten, jotka – ryhtyvät tällaisiin sortitoimiin Xinjiangin provinssissa. Siksi haluaisin, että lähetetään sinne riippumaton mm, tutkijaryhmä mahdollisuus siitä, että Kiinan hallitus tulee noudattamaan ihmisoikeuksia ei ole kovinkaan korkea. Siksi EU pitää pitää näitä asioita vahvasti esillä. Kiitoksia. Euroopan unionin ja Kiinan hiljattainen huippukokous jätti sellaisen kitkerän maun suuhun, että Kiina ei välitä vähemmistöjen oikeuksista etnisten tai uskonnollisten sellaisten Kiina vaatimattomasti julkilausumassa tuolloin totesi, että kaikki ihmisoikeudet ovat jakamattomia, universaaleja, mutta tästä huolimatta näemme huolestuttavaa vähemmistöjen sortoa Xinjiangissa uiguurien osalta. Kirkkoja on myöskin tuhottu, ihmisiä kidutettu ja tämä koskee myöskin Tiibetin autonomista aluetta. Siellä Peking harjoittaa valtavaa näkymätöntä valvontaa tiibetilaisten osalta ja kieltää kansainvälisiä journalisteja menemästä paikalle. Thomas Mannin ja Tiibetin interryhmän kanssa olemme tuoneet näitä ongelmia esiin meidän tarkoituksemme ei ole antaa mitään oppitunteja kiinalaiselle. Meidän täytyy vain osoittaa heille, että ihmisoikeudet ovat jakamattomia ja hyvä puhemies, koska tämä on nyt kolmen kauden jälkeen viimeinen puheenvuoroni tässä salissa. Haluaisin lämpimästi kiittää kaikkia kollegoja, kaikkia niitä tiimejä, joiden kanssa minulla on ollut ilo tehdä töitä parlamentissa ja myöskin henkilökuntaa. Nämä vuodet ovat olleet erittäin rikkaita minulle. Jatkan tätä äh, humanistisen Euroopan puolustustyötäni toisaalla. Kiitoksia. Kiitos. <clears throat> Ja seuraavaksi edustaja Kelam, yksi minuutti. Kiitos arvoisa komission varapuheenjohtaja. Tämä on yksi viimeisimmistä viesteistäni tällä vaalikaudella. Meidän täytyy pitää huolta ihmisoikeuksista, uskonnon vapaudesta. Nämä perusasiat ovat Kiinassa suuren sorron alla. Ja erityisesti uskonnollisia ryhmiä valvotaan kovalla kädellä. Ja näyttää siltä, että Kiinan kommunistinen puolue haluaa todella valvoa täysin voimin kirkkoja ja uskomuksia. Erityisesti etnisiä vähemmistöjä sorretaan myös tiibetiläiset ja uiguurit, mutta tärkeintä tässä nyt olisi se, että Euroopan jäsenvaltiot noudattavat velvoitteitaan, ihmisoikeuksia, oikeusvaltion periaatetta täytyy kunnioittaa kaikkialla. Kaikkien kauppakumppaneiden täytyy tätä noudattaa. Emme voi tehdä poikkeuksia. Meillä, meidän täytyy pitää huolta siitä, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Täytyy päästää delegaatiot tutkimaan näitä vankileirejä ja täytyy ottaa käyttöön kohdennettuja sanktioita kiinalaisia viranomaisia kohtaan, jotta uskonnollisista ja etnisistä vähemmistöistä pidetään huolta. Kiitos arvoisat kollegat. Olen todella pahoillani, että joudun keskeyttämään puheitanne, koska aika käy vähin. Minun täytyy keskeyttää, mikäli jatkatte puhettanne ohi ylitetyn puheajan. Muuta vaihtoehtoa ei ole. Ja sitten edustaja Biden-Holzer, yksi minuutti. Arvoisat kollegat, jos nyt katsotaan, miten Kiinassa tilanne on kehittynyt ja miten vähemmistöjä nyt sorretaan, niin Kiinan kehitys vaikuttaa myös taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti Euroopan tulevaisuuteen. Älkäämme unohtako, Kiina on yksi tärkeimmistä kauppakumppaneistamme ja sen toiminta herättää nyt suurta huolta. Täytyy pitää huolta kansainvälisten sopimusten noudattamisesta, että mielipiteenvapaudesta, uskonnonvapaudesta ja muista näistä pidetään huolta. Erityisesti huolestuttavaa on se, että uskonnon vapautta sorretaan räikeästi. Muslimit, kristityt ja muut ovat todella sorrettuja. Uiguurit, uiguurien tilanne on ollut jo monta vuotta täysin kestämätön heitä valvotaan, kontrolloidaan, sorretaan kaikin tavoin. Meidän täytyy tälle pistää stoppi nyt ja tämä on ainoa tapa toimia nyt. Kiitos. Edustaja Tanok, yksi minuutti. Uskonnollinen ja etninen sori, sorto ei ole mikään uusi ilmiö Kiinassa, mutta nämä raportit ovat nyt niin huolestuttavia, että Xinjiangin politiikkaa verrataan jopa kulttuurivallankumoukseen. Yli miljoona uiguria ja muuta vähemmistön jäsentä on viety uudelleen koulutusleireille. Ja Euroopan unionin diplomaatteja Pekingistä on pyydetty vierailemaan Xinjiangin alueella, mutta tästähän on hyötyä vain, jos diplomaatit pääsevät vierailemaan myöskin näillä vankileireillä. Myöskin mitä tulee uskonnon vapauteen, meidän pitäisi tehdä vierailu alueelle tarkkailu mielessä. Euroopan unionin pitäisi korostaa ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumista. Valitettavasti nyt Kiinan presidentti on ottanut askeleen taaksepäin asiassa. Kiitoksia. Kiitos edustaja Saake, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Korkea edustajakollegat, kun puhumme lähes miljoona ihmistä Kiinassa on pidätetty sattumanvaraisesti tai ovat leireillä, jota YK on kuvannut poliittiseksi indoktrinaatio aivopesualueeksi, jonne ei pääse. Emme voi kääntää katsota tai unohtaa tätä tilannetta, kun yrityksemme hyötyvät kaupasta Kiinan kanssa, koska pikkuhiljaa Kiinan hallitus on rakentamassa tällaista valtavaa joukkovalvontajärjestelmää muun muassa Xinjiangin provinssissa. Tällaiset toimenpiteet käytetään vakoilulaitteistoa hyväksi. Nämä ovat vakavia ihmisiä yksityisrikkomustekoja näitä ihmisiä. Uusi EU-Kiinasta, joka oli tarpeen ja olemme sitä tyytyväisiä. Sen pitäisi olla ensimmäinen mahdollisuus ilmaista näitä yhteisiä huolenaiheita. Ja uskon, että ihmisoikeuksien pitäisi olla prioriteettikysymys. Meidän pitää tarkastella pidemmälle eikä vain puhua ja jatkuvasti nähdä, minkälaisia ihmisoikeusrikkomuksia tapahtuu korkeimmalla poliittisella tasolla. Uskon myös, että on kiire sillä, että tarkastelemme äh, valvontateknologiamarkkinoita. Kiitos kollega. Sitten edustaja Sole, yksi minuutti. Of China and the repression of... Kiinan harjoittama uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen sorto on hyvä esimerkki siitä, että Euroopan unionin pitäisi olla johdonmukainen puolustaessaan ihmisoikeuksia, olipa sitten vastapuoli, joka rikkomuksia tekee kuinka vaikutusvaltainen tai suuri tahansa. Ihmisoikeudet ovat jakamattomia ja ihmisoikeusrikkomukset eivät ole enemmän tai vähemmän vakavia riippuen siitä, mikä maa niitä harjoittaa tai mikä poliittinen valta. Missä tahansa näitä rikkomuksia tapahtuu, koska tahansa meidän täytyy ilmaista kantamme ja tehdä se selkeästi. Monet kielelliset ja etniset vähemmistöt tulevat sorron kohteeksi ympäri maailmaa, koska he haluavat säilyttää oman kulttuurinsa. Emme saa assimilaatiopolitiikalle kääntää ja tästä huolimatta meidän täytyy todeta, että ne maat, joissa on yksi kansa ja yksi uskonto ja yksi kieli, saattavat olla suuria, mutta eivät mahtavia. Kiitos. Kiitos puolitoista minuuttia edustaja Preda. Kiitos arvoisa puhemies. Ryhmämme on yrittänyt kuukausikaupalla saada jotakin rotia tähän tilanteeseen ja viimeisessä parlamentin täysistunnossakin tämä oli agendallamme. Ja on todella äh, räikeitä nämä kiinalaiset ihmisoikeusloukkaukset ja on jo sanottu, että kaikki kasakit, uiguurit ovat pidätysleireillä, uudelleen koulutusleireillä täällä Xinjiangissa. Ja täällä leireillä ko- koetaan fyysistä väkivaltaa ja ajatelkaapa, mitä tällainen pitkäaikainen pidättäminen ihmisille tekee. Tämä on täysin hyväksymätöntä. Ja tässä kristillisiä kirkkoja, muita uskontohuoneistoja tuhotaan ja kaikki tämä tämä sen takia, että Xi Jinping pystyisi kontrolloimaan koko maailmaa. Ja on hyvä, että tämä asia on nyt tuotu esille ja haluaisin kiittää korkea edustajaa hyvin tehdystä työstä jo vuosien ajan ulkopolitiikan parissa ja olette todella hyvin pitäneet ihmisoikeuksia esillä ulkopoliittisissa kysymyksissä. Tämä on juuri se, mikä erottaa Euroopan muista. Tällä linjalla jatkettakoon. Ja haluaisin vielä lopuksi sanoa hyvästi kaikki kollegat. Minä lähden tästä parlamentista ja tulen seuraamaan sitten ulkopuolelta tarkkaan, mitä täällä tapahtuu. Tämä on mahtava instituutio. Kiitos kollega Preda. Kaikkea hyvää sinullekin. Varmasti joskus tiemme risteävät. Sitten Czarnecki, yksi minuutti. Pani przewodniczący, pani przewodnicząca, szanowni państwo, ja... Kiitoksia puhemies, kiitoksia komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. En sano näkemiin, sillä minä olen kampanjoimassa uudelleen, kampanjoin Varsovassa puolessa. Olen hyvin optimistinen. Kuitenkin minun paluutani tärkeämpiäkin asioita on, nyt käsittelyssä kyseessä ovat kristittyjen ja muiden uskonnollisten vähemmistöjen ja vähemmistöjen oikeudet Kiinan kansantasavallassa. Tämä on hyvin tärkeä asia. On hienoa, että se on esityslistalla. Minä tuen Kiinan suhteiden rakentamista talouden alalla. Ne hyödyttävät meitä, kuten tuleekin olla, mutta se, että että uskonnollisten vähemmistöjen oikeudet vaihdetaan ikään kuin kauppaan Pekingin kanssa on mahdotonta hyväksyä aivan suoraan. Täytyy todeta, että meidän hiljaisuuttamme ei voi asiassa ostaa. Muutama vuosi sitten keskustelimme uiguureista ja silloin tietty tarkistus hylättiin. Toivottavasti nyt ei käy näin. Edustaja Mann, yksi minuutti. Tapasin kuukausi sitten erään miehen Intiassa ja hän juhli, juhli juhlapäivää, kun ne olivat vapautuneet kiinalaisesta vallasta. Ja sitten äh, nyt Euroopassa vaaditaan tiibetiläisten oikeutta uskontoon ja kulttuuriin. Ja me olemme pitäneet tätä hyvin paljon esillä. Olemme tiibetiläisten kanssa pitäneet tiivistä yhteyttä ja tärkeää on, että saataisiin vakautta. Ja nyt kuitenkin kiinalaiset ovat sitä vastoin tiukentaneet näitä oloja Tiibetissä. On viety leireille ihmisiä uudelleen koulutettu ja kaikkea. Ja tämä on todella huolestuttava kehityskulku. Toivon, että tuemme tiibetiläisiä yhtä vahvasti kuin tähänkin mennessä. Natalie Grisbeck, Toni Sabo ja kaikki nämä kollegat, jotka tässä luettelen, ovat todella tehneet paljon hyvää työtä sen suhteen, että Eurooppa on ihmisoikeuksien asialla hyvin vahvasti. Kiitos edustaja Mekin Toivotamme teille kaikkea hyvää, mihin tahansa tienne viekään. Sitten edustaja Jurek, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Kristittyjen tilanne Kiinassa on dramaattinen. Hallinto käyttää tiukkoja toimia heitä vastaan. Esimerkiksi ihmiset eivät saa kasvattaa lapsiaan siihen uskontoon, jonka valitsevat. Ja tämä on aivan perustuvan luontoinen perheoikeuksien rikkomus. Kirkkoja myöskin tuhotaan, pappeja vangitaan. Useampi kuukausi sitten saimme jo Karnalisenilta varoituksen tilanteesta. Mitä me voisimme sitten tehdä? Ensinnäkin voimme osoittaa, että nämä kysymykset ovat meille painavia. Me tiedämme, mikä painovalta on diplomatiassa tällaisilla merkeillä. Meidän täytyy osoittaa, se, että välitämme kristityistä ja vähemmistöistä sen sijaan, että hyväksymme tilanteen neutraalisti, kuten ennenkin. Ja tietenkin tämän lisäksi kiinalaisten täytyy tietää, että heidän lähestymistapansa kristittyihin tulee värittämään meidän tulevia suhteitamme. Kiitoksia. Kiitos sitten Hetman. Kiitoksia. Vähemmistöjen tilanne, erityisesti kristittyjen uigureen kasakien tilanne on todella huolestuttava. Kyseessä on oikeastaan kansanmurha. Halutaan eroon heidän identiteetistään. He ovat jatkuvan paineen alla. Erityisen huolestuttavaan uigurien tilanne, joita ollaan uudelleen kouluttamassa leireille. Lapset erotetaan perheistä ja pannaan orpokoteihin. Tämä mainittiin jo puoli vuotta sitten täällä parlamentissa. Ikävä kyllä tilanne ei ole siitä parantunut. Tämän takia haluaisin toistaa, että Euroopan unioni ei voi hyväksyä tällaisia toimia ja käytäntöjä. Meidän pitää vaatia te- Pekingin hallituksesta sulkemaan nämä leirit välittömästi vapauttamaan sinne vangitut ihmiset ja lopettaa etnisten vähemmistöjen oikeuksien rikkominen. Kiitos sitten Demesmaker. Viime lokakuussa keskustelimme ja suurista mielivaltaista pidätyksestä äh, Xiangin alueella. Silloin äh, äh, lainasin van, yhtä vanhaa Saksalta potestin laulua. Ajatukset ovat vapaita, kuka niitä voi rajoittaa? Ja kuitenkin juuri näin Kiinan hallitus pyrkii tekemään, mikä ei sovi yhteen Kiinan politiikkaan, murskataan. Xinjiangissa, Uiguria vastaan ja Kasakia vastaan, Tibetissä tibetilaisia vastaan Tämä on nyt selkeä strategia. Pehmeä imako ulospäin, puhutaan taloudellisesta yhteistyöstä EUn kanssa, mutta sisäisesti vaan on valtavasti poliittisia vankeja, joita pyritään parantamaan heidän ideologisesta sairaudestaan, jotta heidän ajatuksensa puhdistuisivat. Kiinalla on armoton valtioaparaatti, toista mikä jos on viime vuonna. EUlla on velvollisuus vaatia viranomaiselta lopettamaan äh, vaino ja sulkemaan leirit ja vapauttamaan vangit. Puhemies, ajatukset ovat vapaita, eikä mikään hallitus voi niitä lopultakaan rajoittaa. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Svoboda, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Arvoisa korkea edustaja. Tänään minulla on ihan tarkoituksella Äh, punainen kravatti, se kuvaa verta, äh, kärsimystä ja kaikkea sellaista Kiinassa. Kommunistinen Kiina sortaa vähemmistöjä, kristittyjä, kirkkoja hajotetaan, pappeja pidätetään. Noin 50, 50 äh, miljoonaa kiinalaista kristittyä vainotaan. Ihmisten täytyy raportoida poliisiasemalle aivan kuin he olisivat rikollisia ja aikuiset eivät saa osallistua uskonnollisiin seremonioihin. Näissä olosuhteissa EU pitää ottaa kantaa ja todella tuomita tällainen toiminta kaikissa virallisissa yhteyksissä. Pitää tuomita kristittyjen sorto Kiinassa. Ja jäsenvaltioiden täytyy todella katsoa, mitä nyt pitäisi tehdä, mitkä ovat tällaisen seuraukset. Jos kiinalaiset pyytävät turvapaikkaa Euroopassa, niin täytyy miettiä, miten siihen suhtaudutaan. Meidän täytyy suojella ihmisoikeuksia aina ja kaikkialla. Kiitos. Ja sitten catch the menettely Faria ensiksi. Arvoisa puhemies, hyvä korkea edustaja Mogherini. Huolimatta huolta siitä kuvasta, joka Peking haluaa maailmalle Kiinasta antaa. Ihmisoikeustilanne maassa on huonontunut, vähemmistöjä sorretaan, vapaa liikkuvuus on rajoitettu, ihmisiä on vangittu, uigureja mongoleja massiivisesti ja ihmisiä myöskin profiloidaan, etnisiä puhdistuksia on tapahtunut. Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä esimerkiksi Xinjiangista. Euroopan unionin täytyy puuttua näihin äh, rasistisiin sortokampanjoihin maassa. Jäsenmaiden täytyy tunnustaa se, että tahto tehdä rahaa ei saa olla vahvempi kuin ihmisoikeuksien puolustaminen. Kiitoksia. Eh, Puhemies, minä haluan myös ottaa kantaa ihmisoikeuksien puolesta Kiinassa. Tilanne on katastrofaalinen. Täällä on mainittu tiibetiläiset ja muut väestöryhmät. Haluaisin kertoa teille yhden tiedon. Kollegoiden kanssa hiljattain otimme vastaan Tiibetin hallituksen pakolaispääministerin ja tiedot, jotka hän meille antoi Tiibetin tilanteesta, olivat katastrofaalisia. Tuhotaan koko Tiibetin kansakuntaa. Tällä hetkellä pyritään uudelleen kouluttamaan nuoria tiibetiläisiä. kiinalaisia siirretään sinne asumaan. Tämä on todella järkyttävää vaikutelmat, jonka saimme sai meidät toimimaan avoimesti tiepitäisten puolesta Prahassa. Meidän pitää EU-ssa tehdä kaikkemme, jotta varmistamme sen, että Kiinan tuleva politiikka etnisiä vähemmistöjä kohtaan muuttuu. Kiitos puhemies. Minä haluaisin ilmaista tukeni aivan kuten monet muutkin kollegat. Tämä on todella vakava asia. Ihan karmeita uutisia tulee Tiibetistä tai uiguri provinssista, kuinka uskonnollisia ja etnisiä vähemmistöjä sorretaan aivan todella kovalla kädellä. Tämä on toimintaa, joka meidän täytyy ehdottomasti tuomita. Ihmisiä pidetään säilössä vastoin lakia. Meidän täytyy vaatia, että Kiina – noudattaa sitoumuksiaan kansainvälisten sopimusten nojalla. Meidän täytyy pitää näitä asioita esillä aina, kun näemme kiinalaisia. Ja kun olemme Kiinassa, niin älkäämme pelätkö avata suutamme. Meidän täytyy uskaltaa puhua näistä kipeistä aiheista. Joskus minulla on sellainen tunne, että diplomaattisista syistä ei sanota sanaakaan. Kuka muu kuin Euroopan parlamentin jäsen olisi oikea henkilö avaamaan suunsa. Pidetään tämän mielessä myös tulevalla vaalikaudella. Tilanne on katastrofaalinen Kiinassa ja sitä ei ratkaista vaikenemalla. Paljon kiitoksia puhemies. Jälleen kerran näemme, että Euroopan unioni välineellistä ihmisoikeuksia tapana sekaantua itsenäisen maan asioihin ja pyrkii vaikuttamaan näiden maiden kehitykseen. Eurooppa ei ole tilanteessa, jossa se voisi saarnata muille, kun katsomme, minkälaisia kumppaneita meillä on. Israel, Saudi-Arabia esimerkiksi. Tämä on hyvin traaginen tilanne eh, ja muistuttaa Trumpin Kiinan suhteista meidän täytyy toimia kolmansien maiden kanssa kunnioittaen niiden itsenäisyyttä ja YK on perusopimusten mukaisesti. Ja meidän pitäisi myöskin Portugalin intressejä puolustaa tässä yhteydessä. Kiitoksia. Chers collègues, la Chine est un grand pays, c'est même... Puhemies, Kiina on suuri maa, se on ö, imperium. Tämä tämän 1800-luvulla me länsimaiset tu- tuhosimme, me pakoitimme avaamaan rajat, pakotimme heidät nauttimaan opiumia, ideologia äh, myötävaikutti siihen, että tuhottiin täysin Kiina. Ja Kiina rakensi itsensä uudestaan huolimatta tästä. Se rakensi itsensä johtuen liberaalista politiikasta, jonka val- valtio järjesti. Siellä pyrittiin kehittämään taloutta keitä me olemme antamaan oppitunteja heille. Tietenkin tiibet, kristityt ja niille Olen samaa mieltä, mutta keitä me olemme, jotka olemme taiste- te- sotineet täällä Elsin alueella. Meillä on kaksi maailmansotaa, myös uskonnonsotia on ollut ja me olemme tappaneet toisiamme poliittisista syistä uskontojen takana. Min- kyllä minulle se sopii, että arvostellaan Kiinaa, mutta olisi ehkä hyväksi parlamentille, että se pitäisikin YK peruskirjasta. Kiitos. Uh, uh, Kiitos. Varapuheenjohtaja Mogherini voi seuraavaksi käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kuten jotkin teistä ovat maininneet, meidän on nyt otettava uusi strategia käyttöön, sillä meillä on myös uusi suhde Kiinaan. Se on intensiivisempi, mutta myös rehellisempi ja avoimempi. Se perustuu selkeisiin sanoihin, selkeisiin periaatteisiin, mutta myös selkeisiin intresseihin. Me emme tässä mitenkään arkaile käyttää selkeitä sanoja. Pitää olla johdonmukainen unionin lähestymistavassa ja sen kaikkien toimielinten lähestymistavassa Kiinaan. Haluaisin nyt vedota teihin. Te edustatte tässä Euroopan unionin kansalaisia, mutta myös poliittisia ryhmiä ja kansallisia puolueita poliittisissa ryhmissä. Monet teistä, jotka olette käyttäneet puheenvuoron tänään, ovat puhuneet hyvin järkevästi ja kohtuullisesti. Jotkin tästä kuuluvat puolueisiin, joilla on hallitusvastuuta jäsenvaltiossa, joten haluaisin kuulla nämä selkeät sanat myös äh, puheissanne omille hallituksillenne, kun äh, ne tapaavat kiinalaisia osapuolia. Pitää olla yhtä selväsanainen kuin EU-toimielimet. Me olemme Brysselin huippukokouksessa sekä komissio että neuvosto. Olemme kiinalaisille huipputason johtajille puhuneet selkeästi myös ihmisoikeuksista ja antaneet selkeän viestin, että eurooppalaisille ihmisoikeudet eivät ole vähemmän tärkeitä kuin taloudelliset intressit. Ne ovat sa- samanarvoista ja jopa tärkeämpiäkin. Tämä on se viesti, joka meidän on johdonmukaisesti eurooppalaisena annettava ja myös parlamentissa. Kiitos tästä. Tämä viesti on tuotava myös komissiosta ja neuvostosta sekä yksittäisistä jäsenvaltioista niiden kahden keskeisessä suhteessa Kiinaan. Kiina on edistynyt taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien alalla, mutta yleinen ihmisoikeustilanne, kuten olette sanoneet, on huonontunut ennen kaikkea mitä tulee kansalaisoikeuksiin, ihmisoikeuksien puolustajat ja asianajajat, heitä pidätetään, oikeuksia rikotaan. Olemme nähneet kaiken, kaikki Xinjiangin tilanteen ja uikuurien vankileirit, massavalvonnan, matkustamisen rajoitukset. Nämä ovat asioita, joista olemme puhuneet Kiinan viranomaisten kanssa myös kahdenkeskisissä yhteyksissä ja ihmisoikeusvuoropuhelussa. Tässä viittaan nyt myös neuvoston puolelle. Ensimmäistä kertaa kutsuimme myös ulkoasiain neuvoston herra Huan Hin ja yhtenäisenä jäsenvaltiot, voin ylpeänä tämän sanoa, antoivat yhtenäisen viestin siitä, miten tärkeitä, ihmi, tärkeää ihmisoikeusvuoropuhelu on. Me keskustelimme tästä aiheesta myös terrorismin vastaisen politiikan yhteydessä. Minä korostan, miten tärkeää johdonmukaisuus meille on kaikissa EUn toimielimissä. Viestin pitää olla yhtenäinen kaikissa toimielimissä, ei pelkästään Kiinan kohdalla, vaan myös muiden kohdalla, kun puhumme ihmisoikeuksista. Euroopan unionin toimielimet puhuvat ihmisoikeuksista, No, mutta sitten yksittäiset jäsenvaltiot tekevät bisnestä, joten me, minun mielestäni on tärkeää, että olemme johdonmukaisia viesteissämme. Ja mielestäni me olemme edistyneet kyllä tässä yhtenäisyydessä ja johdonmukaisuudessa. Kiinalaiset mm, vastapuolemme näkevät, että kaikille eurooppalaisille jäsenvaltioille ja kaikille, kaikille eurooppalaisille poliittisille puolueille nämä ovat tärkeitä asioita. Haluaisin nyt vielä julkisesti kannustaa Kiinaa pääs, äh, sallimaan pääsyn Xinjiangiin. Ja haluaisin lisäksi vielä itsekin ähm, vaatia riippumattomia tarkkailijoita YKsta ja äh, YKn ihmisoikeusneuvostosta. Äh, ihmisoikeuksia rikotaan avoimesti Tiibetissä ja me olemme vaatineet Kiinan viranomaisia sallimaan pääsyn eurooppalaisille toimittajille ja diplomaateille Tiibetiin. Me olemme puhuneet tästä asiasta korkeimmalla tasolla mukaan lukien huippukokouksessa viime viikolla sekä julkisesti että myös yksityisissä yhteyksissä olemme korostaneet tätä. Olemme puhuneet Xinjiangin, Tiibetin eh, tilanteesta ja eh, ilmaisuvapauden tilanteesta myös ihmisoikeusvuoropuhelussa muutama viikko sitten olemme puhuneet kansalaisyhteiskunnan typistyvästä tilasta ja tämä vuoropuhelu ei useinkaan ole helppoa, se on joskus turhauttavaakin, mutta silti olen sitä mieltä, että tämä on paras tapa olla yhteyksissä kiinalaisiin kumppaneihin eh, Meidän pitää olla yhtenäisiä viesteissämme. Näin voimme muuttaa ihmisoikeustilanteen suuntaan. Me, meidän tavoitteemme on olla edelleen yhteyksissä Kiinaan eh, kunnioittavalla, mutta myös päättäväisellä tavalla. Mikään muu osapuoli ei tätä tee. Ihmisoikeustilanne maailmanlaajuisesti ei ole ollenkaan rohkaiseva. Olemme puhuneet tästä täällä täysistunnossa useasti. Tämä on lisäsy meille olla antamatta periksi. Me emme eurooppalaisena voi jättää asioita niikseen. Meidän on selkeällä tavalla puhuttava asiasta Kiinan, mutta myös muiden kumppaneiden kanssa. Otan, odotan innolla lisäkeskusteluita asiasta. Kiitos. Kiitos, rouva Mogherini. Kuusi päätöslauselmaesitystä on esitetty. Tämä keskustelu päättyy nyt tähän. Äänestys järjestetään tänään. Ja sitten seuraava kohta esityslistalla Kamerun. Olemme saaneet viisi päätöslauselman esitystä. Ensiksi puheenvuoro saa herra Tänak. <laughs> Puhemies, niin eh, Kamerunilla on sisäisiä ja ulkoisia turvallisuusuhtia. Siellä rajoitetaan kokoontumisvapautta ja ilmaisuvapautta. Ja, ää, eh, ää, eh, tammikuussa Morris Canton, opposition johtajan pidätys, ja 2019 Canton on edelleen pidätettynä ja häntä syytetään rikoksista isänmaata vastaan ja, ja Muita uhkia on Boko Haram, joka on vuodesta 2012 ollut aktiivinen maan pohjoisosassa. Ja huolettaa myöskin se, että 2014 terrorismin vastaista lainsäädäntöä käytetään. Ja entisiä terroristijärjestöjen jäseniä on laittomasti surmattu ja myöskin, myöskin tätä väkivaltaa kohdistuu viattomiin siviileihin ja myöskin se englanninkielisen englanninkielisen väestön kapinointiin suunnatut väkivaltatoiminta, niitä ei voida hyväksyä. Kiitos. Seuraavaksi Urban Crespo. En Kamerun. Kiitoksia puhemies. Kamerunissa asevoimia syytetään siitä, että ne ovat rikkoneet vakavalla tavalla ihmisoikeuksia kansalaisia vastaan. Ja myöskin siitä, että on pidätetty mielivaltaisesti mielenosoittajia ja englanninkieliset alueet ovat ampuneet aseettomia mielenosoittajia ja sadat kuolivat. Eurooppalaisia aseita on käytetty teloituksiin sadoissa tapauksissa. Ja videot osoittavat, miten sotilaat tappoivat kaksi naista ja heidän vauvansa, koska epäiltiin, että he kuuluvat Boko Haramiin. Jäsenvaltiot, kuten Espanja, vievät asita tähän maahan, vaikkakin se on kielletty neuvoston yhteisessä kannassa vuodelta 2008. Mutta tätä ei haluttu tässä tekstissä mainita. Euroopan unioni ja jäsenvaltiot antavat sotilaallista koulutusta ja logistista apua ja myöskin koulutusta ja sotilasvälineistöä Kamerunille. Ja tämä on keskeytetty esimerkiksi Yhdysvalloista juuri siksi, että siellä on räikeästi rikottu ihmisoikeuksia. EUn on kiellettävä sotilaallinen apu ja asekauppa ja sotilaisten välineiden myynti Kameruniin. Muussa tapauksessa ihmisoikeuden kunnioittaminen on pelkkää sanahelinää ja olemme sitten rikoskumppaneita tässä asiassa. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Tsofko. Hyvä korkea edustaja, hyvä puhemies. Myös tänä viimeisenä täysistuntopäivänä tällä kaudella me olemme sitoutuneita taistelemaan humaanin maailman puolesta, ihmisoikeuksien puolesta. Nyt puhumme Kamerunasta. Ihmisoikeustarkkailijoiden raportit ovat osoittaneet, että turvallisuusjoukot ovat käyttäneet liiallista voimankäyttöä ja rikkoneet ihmisoikeuksia useita oppositiopuolueen edustaja, mukaan lukien Morris Kamto johtajana, on vangittu. Sen lisäksi Kamerunin viranomaiset ovat rajoittaneet ilmaisunvapautta ja häirinneet toimittajia. Nämä toimet ovat perustavanlaatuisesti vastaan niitä periaatteita, joita me haluamme edistää. Tästä syystä, hyvät kollegat, me Euroopan parlamenttina, meidän on toimittava. Meidän on vaadittava Kamerun viranomaisia välittömästi ja ehdottomasti vapauttamaan kaikki oppositiopuolueen edustajat ja poliittiset vanget. Meidän on tuomittava liiallisen voimankä- liiallinen voimankäyttö ja vaadittava riippumatonta tutkintaa näistä väkivaltaisuuksista. Kun katsomme omia mahdollisuuksiamme, niin EU voi myös vaikuttaa asiaan. Meidän pitäisi käyttää poliittista vipuvaikutustamme, jonka kehitysapuohjelma meille antaa. Näin voimme edistää ihmisoikeuksia Kamerunissa. Lisäksi EU pitäisi antaa teknistä apua ja poliittista tukea perustuen kokemuksemme muissa konfliktitilanteissa. Näin voimme auttaa rakentamaan vahvemman demokraattisen yhteiskunnan Kamerunassa. Tämä antaisi paremman poliittisen tulevaisuuden kaikille Kamerunin kansalaisille. Tämä ansaitsee tukemme. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Sargentini. Er Kiitoksia puhemies. Viime lokakuun vaalit Kamerunissa ja presidentti Paul Biya valittiin uudelleen. Hän on ollut vuodesta 1982 jo vallassa. Ja kuinka tämä on mahdollista? No sitten ihmiset ovat osoittaneet Kamerunissa mieltään ja mielestäni päätösaseman ydin on juuri se, että Euroopan parlamentti sanoo Paul Bialle, että päästä Maurice Kanto ja hänen kollegansa vapaiksi. Demokraattiset mielenosoitukset kuuluvat demokratiaan. Jos kansalaisia laitetaan sotilastuomioistuimeen, niin se ei ole oikein. Ja sitten ihmisen asetettu toisiaan vastaan, koska he puhuvat eri kieliä. Ja tämä täytyy ottaa myöskin Euroopan parlamentin päätösosamassa huomioon. Kamerunin ei ole kovin paljon kiinnitetty huomiota, mutta on hyvä, että näin tehdään nyt ja että meidän täytyy vaatia, että tilanne muuttuu ja että presidentti saadaan vaihdettua. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Maria Tsesak. Korkea edustaja, hyvät kollegat, Kamerunissa rauhanomaisen eh, mielenosoitukset ovat, ovat eh, muuttuneet eh, yhteenotoiksi turvallisuusvoimia kasken. Satoja tuhansia ihmisiä joutunut siirtymään kotiseudultaan ja, ja monet ovat lähteneet pakolaiseksi. Terrorismin vastaiset lainsäädännöt ja ja kovat turvatoimet, niitä on väärinkäytetty, on kidutettu, ihmisiä on kadonnut, oikeudettomia surmia on tapahtunut ja, ja myöskin pyydämme tur, turvallisuusjoukkoja lopettamaan kohtuuttoman voimankäytön, kunnioittamaan kaikkien kansalaisten ihmisoikeuksia. Tarvitaan tutkinta niitä syyt, syytöksiin jotka liittyvät liialliseen voimankäyttöön ja on erittäin tärkeää, että Afrikan unionin johdolla eh, aloitetaan rauhan neuvottelut, johon me eh, joita meidän Euroopan unionin ja kaikkien johtajimme tulee tukea. Kiitos. Seuraavaksi poliittisten ryhmien edustajat sd ryhmän nimissä. Edustaja Lopes Aguilar. Commissioner Mogherini. Kiitoksia puhemies, korkea edustaja. Ja kaikki tiedämme, että Paul Pia on yksi pisimpään vallassa olleista presidenteistä. Hän kilpailee Zimbabwean presidentin kanssa ja sitten päivätasajan Kiinean presidentin kanssa. Vaalit johtivat valtaisiin mielenosoituksiin näitä uudelleenvalintoja vastaan ja Maurice Canton pidätettiin ja hän on nyt vankilassa ja häntä saatetaan syyttää asioista, jotka vievät hänet sotilas tuomioistuimen ja hänet saatetaan tuomita kuolemaan. Eli ensinnäkin vaadimme, että tämä väkivalta ja sorto mielenosoittajia vastaan loppuu. Me vaadimme uskottavia ja vapaita vaaleja ja vaalilainsäädännön uudistusta. Euroopan unionin ja Afrikan unionin ja YK on tulee toimia sovittelijoina, jotta voidaan varmistaa se, ettei ainoastaan Morris tuon vaan myöskin 200 muuta poliittista vankia vapautetaan. Ja tietysti Euroopan unionin pitää ryhtyä toimiin, jotta voidaan vähentää yhteistyötä maan kanssa, joka ei toimi demokraattisella tavalla. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Czarnecki, Czarnecki ECR-ryhmän nimissä. Kiitos puhemies. Hyvä korkea edustaja. Kysymys kuuluu, miksi käsittelemme Kamerunia? Tämä maa on niin kaukana Euroopasta, mutta on silti järkevää, että käsittelemme tätä aihetta, sillä kyse on valtiosta, joka oli aikaisemmin siirtomaa eurooppalaisen, eurooppalaisten valtioiden siirtomaa. Tällä siirto maalla on tehty voittoa. Siirtomaan vallat siis ovat tehneet tämän maan ansiosta voittoa. Me annamme tälle maalle myös humanitaarista apua ja meillä on oikeus odottaa, että tässä maassa noudatetaan tiettyjä ihmisoikeusstandardeja. Uskon, että meidän äänemme tässä on hyvin vahva ja solidaarinen. Vain jos äänemme on tarpeeksi vahva, se kuuluu Kamerunissa ja muissa Afrikan valtioissa, joilla on, jotka haluavat kauppasuhteita Eurooppaan, mutta ihmisoikeudet usein unohtuu. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Korrao, EFDD-ryhmän nimissä. Kiitoksia ja huomenta korkea edustaja. Kamerunissa on monia haasteita. Boko Haram on pohjoisessa ongelmia Keski-Afrikan tasavallan kanssa, aseellisia kapinoita koillisessa ja kaakossa. Ja me olemme solidaarisia maata kohtaan, mutta nyt on entistä tärkeämpää todeta, että näihin uhkiin ei voida vastata vain väkivallalla ja rikkomalla ihmisten perusoikeuksia. Me erityisesti tuemme, <clears throat> me vastustamme sitä, että ihmisiä on kidutettu. Turvallisuusjoukot ovat tähän syyllistyneet. Ja tilanne on erittäin vaikea, kun poliisi hyökkää mielenosoittajia vastaan. Ja presidentti on ollut vallassa jo vuodesta 1982. Väkivallan yletön käyttö mielenosoittajia vastaan ja opposition edustajien vangitseminen ja hyökkäykset toimittajia vastaan eivät millään tavalla voi olla perusteltavissa. Tällä tavalla ei voida torjua Kamerunissa olevia uhkia. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi ENF-ryhmän nimissä edustaja Bilde. Kiitos puhemies. Ensinnäkin meidän pitäisi kunnioittaa kamerunlaisia sotilaita ja turvallisuusjokeja, jotka armotta taistelevat Boko Haramia vastaan, pitää taistella terrorismia vastaan ja Komerun on tässä eturintamassa ja se tekee myös rajat ylittävien joukkojen kanssa yhteistyötä. Ja siellä on myös tuhansia nigerialaisia pakelaisia, jotka ovat islamistibarbarismia paenneet nyt sitten jotkut haluavat kritisoida tätä maata, joka on vakaa tällä alueella. Kyllä, tässä on nyt yksinkertaistettu asioita. Totta kai jännitteitä on englanninkielisen ja ranskakielisen väestönosan välillä. Englanninkielisellä alueella on eniten luonnonvaroja, ja tämä on äh, valtava haaste. Toiseksi on, kameran hallitus on tehnyt mittavia hallituksia. Tässä on kyse esimerkiksi monikulttuurisuuden ja kaksikielisyyden uudistuksesta. Ja ja siellä on esimerkiksi kuitenkin rajoitettu Ranskan käyttöä esimerkiksi tuomioistuimissa. Montako englanninkielistä asuu edelleen ranskakielisellä alueella ja toisinpäin. Kaikki kuitenkin, kaikilla kuitenkin on samat kulttuuri, sama kulttuuri. Meidän pitäisi juuri näitä kameronlaisia tukea ilman puolueellisuutta ja eikä suhtautua heihin alentavasti. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi puhemies. Kamerun on syöksymässä väkivallan kierteeseen. Paul Bian hallinto sortaa kansalaisia ja se on tässä yhteydessä rikkonut ihmisoikeuksia. Hallitusta syytetään vaalivilpistä pysyäkseen vallassa ja se pidättää oppositiojohtajia ja tällä tavalla pyrkii heikentämään sitä. Ja kaksi englanninkielistä provinssia ovat sodassa ja maan pohjoisosissa on sitten taas Boko Haram, kun taas itä, maan itäosissa on sitten muita joukkoja. Maassa on hyvin paljon erilaisia ryhmittymiä, militia joukkoja, mutta meidän täytyy katsoa, mikä on johtanut tähän katastrofiin Kamerunissa. Kyse on siitä, että hallinto ei vaihdu. Gerontokratia, huono hallinto, törkeä vaalivilppi ja nepotismi. Tämä on johtanut maassa kriisiin ja valtavat joukot nuoria ovat lähteneet maasta. Maassa pitäisi järjestää vapaat vaalit, eikä enää pitäisi pidättää opposition jäseniä. Haluaisin kiittää korkeaa edustajaa työstä. Tällä hetkellä jäsenvaltiot toivat itsekkäästi ja ovat palanneet nationalismiin. Haluaisin kiittää omaa tiimiäni, kaikkia turkkeja, hovimestareita ja muuta. Kaikilta heiltä olen saanut jotain. Ja jos Italian äänestäjät niin haluavat, niin ensi kaudella jatkan työtäni täällä. Kiitos. Kiitos. Me toivomme, että italialaiset äänestäjät toivovat samaa kuin tekin. Kiitos paljon. Seuraavaksi edustaja Schaffhauser. Hyvät kollegat, tämä on viimeinen puheenvuoroni tässä parlamentissa. Minä te, puhun nyt maasta, joka on minulle hyvin tärkeä. Olen ollut siellä monta kertaa. Olen ikään kuin tuon maan poika. Kamarin on ö, e, poliittisesti ja kulttuurisesti hyvin herkässä tilassa. Paul Bia yrittää keskittää valtaa ja se asiassa aiheuttaa paineita myös länsiosien englanninkielinen väestö ja terrorismiuhat. Palbi on 37 maa, äh, vuotta ollut presidenttinä siellä, mutta maa on kuitenkin vakaa. Kamerun on tuolla alueella hy- hyvässä asemassa. Kamerunin presidentti äh, on halunnut, halunnut monopolisoida vallan kuolemaansa asti nyt pitäisi, hänen maansa pitäisi lähteä demokratisaation ja äh, vallan hajauttamisen tielle. Meidän pitäisi hyödyllisellä tavalla puuttua asioon, e, asiaan, ei pitäisi sekaantua äh, prosessiin liiallisella tavalla. Me käytämme aina kaksoistandardeja äh, sen mukaan, mistä Afrikan maasta on kyse ja mitkä ovat omat intressimme. Kiitos. Nyt Catch the Eye-menettely ensiksi. Puheenvuoron saa Jose Ignacio Faria. Wobec tego pan Iży Pospisil. Anteeksi, seuraavaksi puheenvuoro saa Jiri Pospisil ta debata která zde proběhla přesně popsala. keskustelu joka Tusku asi vyřešíme, ale to, co by mohlo být... Tämän päivän keskustelu on kuvaillut täsmällisesti Kamerunin ongelmia. Mitä edustajamme ja komissio voisivat tehdä? He voisivat vähentää painetta eh, eh, presidentin suunnalta ja eh, he voisivat pyrkiä siihen, että sallitaan oppositiojohtajien ja voisi olla ehdokkaana vaaleissa, eikä, eikä, eikä hän, häntä ei pitäisi siis kiusata eikä pitää vangittuna vain siksi, että hän on ollut äänekäs. Kun me puhumme Kamerunista, niin emme voi puhua oikeusvaltiosta. Tämä vaatii paljon työtä. Olisi hyvä asia, komissaari, jos todella, jos saataisiin aikaan, että oppositiojohtajia ei vangittaisi näin. Marias. Kiitos paljon. Seuraavaksi edustaja Notis Marias. Kiitoksia, puhemies. Tämä on minun viimeinen puheeni täällä Euroopan parlamentissa tällä kaudella ja toivottavasti näemme vielä seuraavalla kaudella, mutta se tietysti riippuu kreikkalaisista ja kreikkalaisista äänestäjistä. Ja toivottavasti pääsen tänne takaisin, kun parlamentti jatkaa toimintaansa seuraavalla kaudella. Olen pitänyt täällä täysistunnossa yli 2500 puheenvuoroa ja haluaisin kiittää kollegoita ja tulkkeja ja puheenjohtajavaltiota ja kaikkea Euroopan parlamentin henkilöstöä. Ja haluaisin sanoa, että jatkan taistelua kreikkalaisten etujen puolesta. Ja uskon, että tässä tapauksessa meidän täytyy tukea Kamerunia, meidän täytyy tukea demokratiaa tässä afrikkalaisessa maassa, jotta he voivat päästä eteenpäin ja jotta Kamerunin kansalaiset saavat vastauksia ongelmiinsa. Kiitos. Fabio Massimo Castaldo. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Castaldo. Kiitoksia. Ikävä kyllä Kamerunissa tilanne on nyt sietämätön ja siellä saattaa kohta syntyä sisällissota. Tammikuussa lähes 500 ihmistä, esimerkiksi Maurice Canton, oppositiojohtaja, pidätettiin mielivaltaisesti, koska he olivat osoittaneet mieltään rahanomaisesti taas va- ennen vaaleja, jossa valittiin Paul Bia, joka on ollut vallassa vuodesta 1982. Nyt on alettu ahdistella myöskin toimittajia, ja tämä on levittänyt kauhua kaikkialle maahan. Koillisessa ja Kaakossa on ollut hyvin verisiä yhteenottoja separistiryhmien ja armeijan välillä – kansalaiset ja opiskelijat ovat eniten kärsineet näistä toimista, kun he ovat osoittaneet mieltään hallitusta vastaan. Hallituksen pitäisi välittömästi vapauttaa kaikki poliittiset vangit ja nopeasti järjestää poliittista vuoropuhelua, jota löydetään rahonomainen ratkaisu tähän kriisiin. Ja haluaisin kiittää korkeaa edustajaa. Meidän pitäisi enemmän painostaa diplomaattisesti maasta, jotta voisimme suojella ihmisoikeuksia. Meidän täytyy varmistaa se, että kotonun sopimus ei ole pelkkää paperia, vaan tästä oikeasti noudatetaan. Islav Polčak. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Polčak. Předsedo za udělení slova. Ja bych chtěl ocenit, že i v tento dnešní... Kiitos puhemies. Haluaisin korostaa sitä, että vielä tänäkin viimeisenä täysistuntopäivänä me puhumme edelleen ihmisoikeuksien suojelusta ja puolustamisesta. On erittäin tärkeää, että lähetämme yhtenäisen viestin. Uskon, että tämä selkeästi odottaa sen, että olemme yhteen, yhtä mieltä tästä aiheesta. Me puhumme nyt Kamerunesta. Siellä on tehty teloituksia, kidutettu asetettu ihmisiä oikeuden eteen ilman oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Tämä on täysin tuomittavaa. Tässä ovat olleet syypäänä Kamerunin armeija, eh, joka on edustanut kamerunin presidenttiä, joka on ollut vuodesta 1982 jo vallassa. Me tiedämme, että Kamerun kyllä taistelee Boko Haramia vastaan, mutta me emme voi kuitenkaan sulkea silmiämme näiltä julmuuksilta. Kiitos, Kelly. Um, uh, se, mitä me kuulemme uh, Kamerunista, se on todellakin, uh, nämä uutiset ovat todellakin huonoja ihmisoikeuksien kannalta. Opposition edustajia heitetään vankilaan, niillä on mitään syytä, erityisesti Morris Kamto, Selvää on, että turvallisuusjoukot toimivat omaa kansansa vastaan. Ihmiset ovat joutuneet lähtemään kotoaan ja lähes puoli miljoonaa on joutunut lähtemään ja jotkut ovat joutuneet pakenemaan Nigerian puolelle. Ja on oikein, että painostamme Kamerunin viranomaisia – ensinnäkin vapauttamaan Morris Kamto ja hänen työtoverinsa ja lisäksi eh, saamaan aikaan demokratia Kamerunissa. Eh, tarvitaan vapaa, riippumaton tiedotusvälineet. Kiitos seuraavaksi. Edustaja Shoidrova. Eh, Kollegin ja kollegove, tato... Kiitoksia kollegat. Tämä tapaus nyt osoittaa, että Euroopan parlamentti seuraa Kamerunin tilannetta eikä hyväksy yletöntä väkivallan käyttöä ja sitä, että on rajoitettu opposition toimintaa ja ihmisoikeuksia. EUlla on diplomaattisia ja rahoituksellisia välineitä, joita voidaan nyt käyttää ja niitä tulisi nyt soveltaa. Luotan siihen, että korkea edustaja kuuntelee ja myöskin kuulee, mitä nyt sanomme asiasta ja toimii sen mukaisesti. Kollegat, tässä vaiheessa haluaisin kiittää teitä kaikkia yhteistyöstä. Viiden vuoden ajan torstaisin täysistunnossa on puhuttu näistä kirjallisista asioista, ihmisoikeusrikkomuksista, ja olemme vaatineet, että vapautetaan vankeja, että vapautetaan ne, joita on sorrettu ja ahdisteltu poliittisten kantojen tai etnisen alkuperän takia. Haluaisin kiittää teitä tästä Uskon, että tämä on ollut mielekästä ja tästä syystä minä puolustan omaa mandaattiani ja haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat pitäneet huolta meistä täällä Euroopan parlamentissa. Rova Soidrova, me toivotamme teille kaikkea äh, hyvää tulevaisuutta ne varataan. Seuraavaksi edustaja Sogor. Vain muutama viikko sitten Tiibetin varakuvernööri on sanonut, että ihmisoikeustilanne Tiibetissä ei ole pelkästään hyvä, vaan erittäin hyvä. Kaikki etniset ryhmät kunnioittavat kommunistisen puolueen, puolueen ää, toimia. Ilmeisesti tilanne ei ole koskaan ollut parempi Tiibetissä. Siellä on, on paljon sotilaita kadulla, jotta tiibetiläiset saavat apua ja eivät vahingossa sytytä itseään tuleen. Uiguureilla myös on kaikki 2000-luvun edut, esimerkiksi keinoäly ja digitaalinen valvontatoimet kohdistuvat heihin. He saavat käyttöönsä myös elinkäisen oppimisjärjestelmän näissä kohdennetuissa koulutuskeskuksissa. Voimme myös sanoa, että EUn ja Kiinan ihmisoikeusvuoropuhelu tässä samassa mielessä voimme sanoa, että se on ollut onnistunut väline. Valitettavasti teknisistä syistä äh, en päässyt aikaisempaan ähm, puheenvuoroni paikalle. Äh, kiitos, että sain pitää puheeni nyt. Tämä oli viimeinen puheenvuoroni äh, täällä parlamentissa. Kiitos. Kiitos. On hienoa Sabar, että sain antaa sinulle tämän mahdollisuuden. Nyt puheenvuoron saa korkea edustaja Mogherini. Uh, Kiitoksia puhemies. Viime lokakuisten vaalien jälkeen Kamerunissa tilanne on huonontunut erityisesti englanninkielisellä alueella. Siellä on tukahdutettu mielenilmaisua ja kavennettu poliittista liikumatilaa. Ja op, op, opposition edustajia on pidätetty ja he joutuvat oikeuteen ja yli sata Oppositioedustaja on joutunut pitkä, heitä uhkaa pitkä eh, vankeustuomio ja, ja myöskään maan omia lakeja noudateta. Ja, ma, ja marssit ja protestit on kielletty, joka ei ole kom, Kamerunin kansalaisten oikeuksien mukaista. Me seuraamme jatkuvasti tätä tilannetta hyvin tarkoin. 28 jäsenvaltion puolesta olemme pyytäneet että ne vapautetaan, joita vastaan ei ole todisteita ja olemme pyytäneet, että vihapuhe ja ihmisoikeusloukkaukset lopetetaan ja, ja, ja kiitän, että tämä tärkeä keskustelu on viimeis, nyt viimeisessä täysistunnossa esityslistalla ja se jäättää viestiin, Jos ajatellaan englanninkielistä väestöä luoteisosassa ja lounaisosassa Kamerunia, Eh, siellä täytyy pyrkiä aikaansaamaan väkivallaton ja inklusiivinen ratkaisu, joka kunnioittaa oikeusvaltiota. Laittomat eh, eh, surmat ja vihollisuudet, niistä kuulee jatkuvia raportteja ja, ja myöskin turvallisuusjoukot syyllistyvät niihin separatistiryhmien lisäksi. Yli puoli miljoonaa ihmistä on joutunut lähtemään kotiseudultaan ja, ja, ja 37 000 paennut Nigerian pakolaisina. Ja me teemme yhteistyötä Kamerun viranomaisten kanssa, seuraamme hyvin tarkoin 47 englanninkielisen johtajan eh, vangitsemista, jos he, kun he odottavat oikeudenkäyntiä ja, ja, ja, ja ja mainitsitte täällä myöskin Boko Haramin pohjo- pohjoisosassa, ja sehän toimii myöskin Nigerissä ja Nigeriassa. Tiedämme, että Boko Haram ei ole voittamaton. Sehän on kärsinyt jo takaiskuja, ja, ja olemme nähneet, e, myöskin turvallisuusjoukot ovat surmanneet siviileitä. E, Nigeriasta on tullut pakolaisia sitten pohjois- Eh, Pohjois-Kamerunin ja toivon, UNHCRn kanssa yhteis- yhte- yhteistyössä, että oikeusvaltioperiaatetta kunnioitetaan ja sen takia meidän täytyy jatkaa humanitaarista apuamme osana kansa- kansainvälistä humanitaarista apua pyrkimystä tällä alueella ja meidän täytyy myöskin ottaa huomioon kotiseudultaan lähteneet sisä, sisäiset pakolaiset ja myöskin Nigeriasta tulleet Eh, ja tässä on, on siis kokonaisuudessaan kyse miljoonasta ihmisestä ja meillä on velvollisuus vastata tähän tilanteeseen eh, ja me, me emme saa unohtaa tulevaa apuamme Kamerunin kansalle, mutta meidän täytyy myöskin painostaa eh, sitä kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja, ja todellakin pääsemään eroon ihmisoikeusloukkauksista. Kiitos paljon, Rova Mogherini. Haluaisin pyytää, että jäätte vielä tänne saliin. Meillä on vielä yksi esityslistan kohta käsiteltävänä. Olemme saaneet kuusi esitystä ECRltä, STltä, EPPltä, Vihreiltä, Aldel, Aldelta tästä edellisestä asiasta. Päätän keskustelun tästä asiasta ja seuraava ja viimeinen keskustelumme tällä vaalikaudella Euroopan parlamentissa koskee Bruneita. Ensiksi päätöslauselman laatija saa, laatijat saavat puheenvuoron ensiksi Rova Lohpiilää. Kiitos. Brunei jo vuonna 2014 otti käyttöön sharia-rikoslain, jonka viimeinen täytäntöönpanovaihe alkoi 3. huhtikuuta. Samaa sukupuolta ö, olevien ö, seksi ja avioliiton ulkopuolinen ö, seksi tai abortti, niitä, niistä rangaistaan kivittämällä ja Muhammedin ö, epäkunnioittamista myös rangaistaan kuoleman rangaistuksella. Myös lapsia voidaan rangaista. Bruneissa sultaani on sekä maanpäämies että pääministeri. Hänellä on koko toimeenpanovalta e, tässä valtiossa rikoslaki on, tämä rikoslaki on kumottava. Se on täysin kansainvälisten normien vastainen. Samalla sukupuolesta, identiteettiä ja uskontoa on kunnioitettava. Vuodesta 1957 lähtien kuolemanrangaistusta ei ole enää toteutettu Bruneissa. Tätä pitäisi jatkaa. Kuolemanrangaistus pitäisi täysin poistaa Bruneissa vain Brunei, jos vain jos Brunei kansainvälisten velvollisuuksien mukaisesti kumoaa tämän rikoslain tarkistaa sitä. Vain silloin EUn pitäisi edes harkita uudelleen tätä kumppanuus- ja yhteistyösopimusta Brunein kanssa. EUn pitäisi huolehtia siitä, että ihmisoikeustilanne, ennen kaikkea HLBT-ihmisten tilanne, tulee asialistalle seuraavassa ihmisoikeusvuoropuhelussa Brunein kanssa. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Tanak. Puhemies se, että huhtikuussa Brunelissa uudistettiin rikoslakia, se on erittäin ikävä. Nyt yhä useammista rikoksista voi saada kuolemanrangaistuksen, esimerkiksi aviorikos, abortti tai profeettojen loukkaukset. Tämä uudistusprosessi alkoi vuonna 2014 ja rikoslainsäädäntö odottaa nyt sharia-lakia. Esimerkiksi rajoja voidaan amputoida, jos joku on tuomittu varastamisesta – ja nämä ovat erittäin huolestuttavaa, kun ajatellaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä ja uskonnollisia vähemmistöjä. Ei ole tilaa tällaiselle rikoslakijärjestelmälle maailmassa, ja tämä rikkoo myöskin Bruneen kansainvälisiä sitoumuksia. Britti-edustajana olen erittäin huolissani tästä kehityksestä kansanyhteisön maassa. Ja tämä ikävä kyllä on viimeinen puheeni Euroopan parlamentin jäsenenä ja olen 20 vuotta ollut täällä ja on ollut suuri kunnia ja ilo palvella tässä talossa ja haluaisin kiittää ja ehkä hyvästi. Kiitos paljon. Hyvä Charles. Seuraavaksi puheenvuoron saa Rova Björk. Kiitoksia. Brunein lainsäädäntö, joka eh, kriminalisoi eh, eh, ja käyttää kidutusta ja kuolemanrangaisuuksia, se on, se, se on todellakin tässä parlamentissa, niin kuin muuallakin käytetään uskontoa islamia, mutta tässä, tässä, tässä talossakin käytetään kristinuskoa eh, eh, LGBTIQ-ihmisten oikeuksien vastaisena argumentena. Ja tämä, tässä tämä, tämä eh, ei saisi tapahtua, sitä ei saisi tapahtua ei Bruneissa eikä myöskään täällä. Meidän, meidän, täytyy, meidän täytyy käyttää kaikki mahdolliset keinot, esimerkiksi eh, boikotoida hotelliketjuja, jotka, jotka ovat eh, tämän eh, maan johdon omistuksessa. Ja tämä uhka ja viha on globaali ilmiö. Kolumbiassa järjestettiin eh, vihakokous, jossa oli amerikkalaisia ja eurooppalaisia ja jopa euro- eh, ruotsalaisia poliitikkoja. Me puolustamme ihmisoikeuksia muissa maissa. Meidän täytyy todellakin pitää oma talomme puhtaana. Me, eh, uhkaaminen ja vihaaminen LGBTI-ihmisten suhteen ei ole sallittua Bruneissa eikä täälläkään. That's Corrao, bardzo proszę, również jako współautor Eh, Seuraavaksi edustaja Karao. Kiitoksia ja huomenta korkea edustaja Mogherini. Ensinnäkin tämä nyt on viimeinen kohta esityslistalla tällä lainsäädäntökaudella, eli haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat paikalla tästä työstä, jota olemme tehneet näinä vuosina ihmisoikeuksien alalla. Ne ovat erittäin tärkeitä, ne on otettu aina esimerkiksi kauppaneuvottelujen ytimeen kolmansien maiden kanssa. Brunei on yksi kaikkein vakavimpia tapauksia. Se on sulttaanivaltio, jossa sulttaanilla voi olla viisi vaimoa ja hän voi käyttää escort-palveluita, mutta hän voi sitten määrätä esimerkiksi kuoleman tuomion avioliiton ulkopuolista seksistä, tai jos joku on varastanut, joten häntä voidaan amputoida kädet. Nyt olemme keskeyttäneet neuvottelut tämän maan kanssa. Siellä on törkeästi rikottu ihmisoikeuksia ja toivottavasti tämä ei jatku. Toivottavasti seuraavalla lainsäädäntökaudella ihmisoikeusasiat asioissa ollaan vielä tiukempia ja pääsemme vielä parempiin tuloksiin kuin tällä kaudella. Kiitos kaikille. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Post. Madame. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Me elämme kriisissä, koko maailma on kriisissä. Meillä on ilmastokriisi, meillä on äärikonservatiivisten voimien nousu, nämä voimat nousevat parlamentteihin maailman kautta ja meillä on kriisi, joka liittyy HLBT-ihmisten ja naisten oikeuksiin ja kaiken kaikkiaan ihmisoikeuksien, ihmisoikeuksia kohtaan hyökätään sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti. Kasvava kansallismielisyys on todellinen uhka demokraattisille arvoillemme. Haluaisin sanoa teille kaikille lehtereille, lehtereillä, teidän vastuullanne on suojella demokraattisia arvojamme 26. toukokuuta. Haluaisin sanoa kaikille Euroopan unionissa, suojelkaa arvojamme. Bruneissa on otettu käyttöön uusi sarja-oikeuslaki, joka on julma, alentava ja epäinhimillinen. Se kohdistuu haavoittuvassa asemassa oleviin, kuten naisiin, lapsiin ja HLBTI-ihmisiin. Se se ottaa heiltä pois heidän ihmisoikeutensa. Jopa seitsemänvuotiaita lapsia voidaan ruoskia rangaistuksena tämän lain perusteella ja kuoleman rangaistus voidaan määrätä kivittämällä ei sivilisaatiossa saisi olla rikos, jos on homo tai esimerkiksi äh, äh, äh, tekee abortin. Minä vaadin, että tämä uusi sarjalaki kumotaan. Kiitos paljon. Seuraavaksi edustaja Tsehovski. Niin, pane předsedající, vážená paní komis... Puhemies, korkea edustaja Mogherini, minä Haluaisin todellakin yhtyä kaikkiin niihin, jotka ovat työskennelleet kuluneiden viiden vuoden aikana tämän tyyppisten kiireellisten ja tärkeiden asioiden parilla, parissa. Usein kysytään, mitä parlamentin jäsen voi tehdä. Meidän kiireellisten päätöslauselmiemme ansiosta me saatamme saada vangin vapaaksi tai muutoksen jonkun maan järjestelmään, niin me voimme, me voimme todella antaa tästä monia esimerkkejä, hyviä esimerkkejä. Äskettäin kritisoimme Malediivien tilannetta päätöslauselmassamme ja viime vuonna olemme nähneet muutokseen. Oppositiojohtaja jota me olemme tukeneet, e, on voittanut ja uskon, että meidän työmme muuttaa myöskin tilannetta Bruneissa. Minä olen kritisoinut kaikkia maita, jotka pyrkivät ottamaan sarjalain käyttöön, e, erityisesti koska sillä ei ole mitään tekemistä modernin demokratian kanssa eikä minkäänlaisen moniarvoisuuden kanssa uskonnolliset ryhmät ja vähemmistöryhmät joutuvat kärsimään, koska jollakulla on erilainen käsitys asioista. Heitä siis rangaistaan. Ja vain sen vuoksi, että he haluavat toteuttaa käsityksiään eri tavoin. Meidän täytyy taistella vapauden ja demokratian puolesta, koska, koska ne ovat meidän eurooppalaisia arvojamme. Kiitos seuraavaksi edustaja Saake. Kiitoksia puhemies, korkea kollegat. Kymmenen vuotta sitten ensimmäinen puheeni tässä täysistunnossa liittyi ihmisoikeusrikkomuksiin Iranissa. Eli on ihan sopivaa, että tänään viimeinen puheeni liittyy siihen, että EU pitää enemmän ja paremmin puolustaa ihmisoikeuksia. Jos me emme sitä tee, niin kuka sitten? Uusi sharia-oikeuslaki on niin äärimmäinen, että se rikkoo naisten lisääntymisoikeuksia, sananvapautta ja erityisesti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia. Homoseksuaalit saavat kuoleman rangaistuksen kivityksellä vuonna 2019. Se on aivan barbaarista. Eli meillä pitää olla kohdistettuja magnistityyppisiä pakotteita yksilöille ja olemme nähneet, että painostus on jo alkanut tuottaa tulosta.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 Tässä olivat päätöslausumaesitysten laatijat. Nyt seuraavaksi edustaja Niina Chill. No should... Kiitos puhemies, hyvä korkea edustaja. Kenenkään ei pitäisi kärsiä syrjinnästä sen perusteella, ketä he ovat tai ketä he rakastavat, mutta nyt Bruneissa on käytetty sarjaläkekäytäntöä. Siellä voidaan amputoida rajoja tai määrätä kuolemanrangaistus kivittämällä. Tämä laki ei tullut kansan pyynnöstä, vaan koska hallinto on kansan epäsuosiossa. Nämä toimet yrittävät harhauttaa todellisista ongelmista. Siksi on tärkeää, että EU ryhtyy tehokkaisiin toimenpiteisiin, joka tuomitsee nämä barbaarimaiset toimet. Pitäisi esittää viisumipakotteita hallinnolle ja myös poikotoida sultaanin omistamia hotelleja. Nämä toimet voidaan voida olla tehokkaita vain, jos tämä tuomitseminen on kansainvälistä ja jos käymme kaikkien sidosryhmien kanssa vuoropuolta. meidän ei pidä olla pelkästään järkyttyneitä, vaan meidän pitää ryhtyä toimeen. Hyvät kollegat, tämä saattaa olla viimeinen puheenvuoroni täällä, joten haluaisin kiittää kaikkia yhteistyöstä. Kiitos paljon. ECR-ryhmän nimissä seuraavaksi edustaja Demesmaker. Recht ons grote ongemak Tänään olemme kuulleet uudesta rikoslainsäädännöstä yleensä Amputaatiot ja ruoskinta, tällaiset keskiaikaiset käytänteet kuuluvat nyt näin rangaistustoimiin runeissa. Valtiot ovat vastuussa säännöistä, mutta säännöissä pitää noudattaa kuitenkin ihmisoikeusperiaatteita – ja erityisesti täytyy kieltää epäinhimillinen kohtelu ja kidutus. Se, että täytyy ottaa huomioon kansallinen konteksti, ei ole mikään veruke. Ja eri, meidän täytyy ottaa huomioon esimerkiksi naiset ja lapset ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt. Heidän oikeuksiaan on nyt loukattu. Tämä nyt on viimeinen puheeni ja viimeinen keskustelu tällä lainsäädäntökaudella. Meidän täytyy muistaa, että ihmisoikeudet eivät koskaan ole täysin taattuja. Ainoastaan poliittisella painostuksella voidaan saavuttaa jotain, jos ihmisoikeuksia rikotaan törkeästi kuin Brunesi. Parlamentti tekee näin ja komission ja jäsenvaltioiden täytyy myöskin kiinnittää huomiota tähän tilanteeseen. Brunei on ehkä rikas maa, mutta sen johtajien henkinen köyhyys kyllä on käynyt tässä hyvin selväksi. Kiitos paljon. Seuraavaksi edustaja Castaldo. Cari colleghi. Hyvät kollegat, kyse ei ole mistään henkilön muuttamisesta. rikkain mies Brunein sulttaani, hän on usein ollut lehdissä ylilyönneistä, niin vuonna 2013 hän sanoi ääneen, että hän maahan haluaa uuden rikoslainsäädännön, joka pohjautuu sarja-lainsäädäntöön. Kun katsotaan nyt, mitä tapahtui huhtikuussa, niin esimerkiksi abortista ja homoseksuaalisesta saa kuolemantuomin kivityksellä, ja jos varastaa jotain, niin sitten jäsen, kädet voidaan amputoida. Tätä voidaan soveltaa myöskin alaikäisiin. Ja nämä rikoslainsäädäntöä, sitä voidaan soveltaa kaikkiin, ja valtaosa kuningashuoleesta pitäisi saada tuomioistuimeen. 2000-luvulla ei ole tilaa tällaiselle lainsäädännölle, ja tämä nyt on viimeinen puheeni tällä lainsäädännöllä. Ja lopetan niin kuin aloitin. Eli haluan tukea ihmisoikeuksia ja haluan kiittää teitä kaikkia tästä yhteistyöstä viime vuosina. Ja me olemme painokkaasti tukeneet arvoja, jotka ovat tehneet Euroopasta suuren. Ja toivottavasti voin jatkaa työtä teidän kanssanne seuraavalla lainsäädäntökaudella. Ja toivottavasti tekin pääsette. Ja meidän täytyy yhdessä jatkaa tätä työtä ja sanoa ääneen, että kun ajatellaan ulkosuhteita, meidän täytyy aina muistaa niissä arvomme ja meidän täytyy muistaa oikeudet ja meidän täytyy aina suojella kaikkein heikoimpia. Näinhän me aina olemme toimineet. Ja kiitoksia kaikille ja lykkyä tykö vaalikampanjaan. Kiitos paljon. Tämä oli tärkeä viesti, mutta pyytäisin kunnioittamaan puheaikaa, sillä me emme saa viivästyttää keskustelua. Herra Colombier. Hyvä puhemies. Bruneissa ollaan otettu käyttöön islamilainen sarja sarjarikoslaki esimerkiksi avaliiton ulkopuolista seksistä, että homoseksuaalista voidaan, voidaan määrätä kuolemantuomio syrjitään sen perusteella, onko nainen vai mies. Tämä on täysin tuomittavaa ja hirvittävää, mm, mutta Euroopan unionissakin tuomioistuin, johon tekin joten tekin osallistutte. Tämä tuomioistuin juuri skandaalimaisesti on kieltänyt islamin kritisoimisen, jos tuomioistuin sallii tällaisen radikaalin islamin suojelemisen, niin emme voi puuttua tällaisiin tuomittaviin val- valtoihin kuin esimerkiksi Brunei. Pitää ensiksi hyväksyä ilmaisuvapaus täällä EU:ssa, jotta voimme hyvällä omalla tunnolla kritisoida muita. Tämä on viimeinen puheenvuoro, jota haluaisin kiittää täällä tehdystä työstä ja haluan toivottaa onnea ja menestystä seuraajillenne, jotta voimme luoda Euroopan, joka on vapaiden kansojen eh, ja suvereenien valtioiden Eurooppa. Elena Valenciano. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Valenciano. Presidente, bueno, mi... Kiitoksia. Eh, kollegat ovat todellakin kuvailleet eh, hyvin sitä, tämä niitä julmuuksia, joita toteutetaan eh, Bruneissa. Eh, eh, Brunei on ääriesimerkki, mutta se on esimerkki siitä, että mitä tapahtuu monissa maissa ja jossa, jossa relativisoidaan ihmisoikeuksia ja, ja perusarvoja ja, ja meidän ja, ja meidän ja ja haluaisinkin esittää viestin kaikille, jotka taistelevat vapauden ja elämän puolesta. E, toivoisin, että tämä parlamentti ei koskaan unohtaisi näitä ihmisiä ja että me aina puolustaisimme meidän arvojamme. Me, me, meitä on aika vähän täällä ihmisoikeuskeskusteluissa yleensä. Toivottavasti e, meitä e, tulisi olemaan enemmän tämä, että me emme unohtaisi tässä hienossa täysistuntosalissa eh, niitä, jotka ovat pankiloissa, jotka menehtyvät merellä, eh, homoseksuaaleja, joita vainotaan monissa maissa, että me unohtaisi sitä, minkä arvojen pohjalle tämä Euroopan unioni on luotu. Kiitoksia puhemies. Kiitos paljon, hyvä Elena. Tämä oli viimeinen puheenvuorosi tällä vaalikaudella siis. Ja nyt siirrymme menettelyyn ilman puhujaluetteloa. Ensiksi edustaja Faria. Kiitoksia, puhemies. Edustaja Mogherini, tämä on viimeinen puheenvuoroni täällä. Ja haluaisin kiittää teitä omistautumisestanne ja siitä, miten olette hoitaneet ihmisoikeuskysymyksiä. Edustaja Mogherini, kun katsotaan nyt tätä uutta rikoslainsäädäntöä Bruneissa, jonka kansainvälinen yhteisö on tuominut, sulttaani pyrkii nyt siihen, että rikoslainsäädäntöä muutetaan sharia-lainsäädännön suuntaan. Lainsäädäntöön kuuluu nyt kuolemantuomio, kivitys – rajojen amputointi varkailta. Ympäri maailmaa on tuomittu nämä epänimelliset käytänteet 2000-luvulla. Sultanilla on paljon talousetuja Euroopassa ja meidän täytyy jäädyttää hänen varansa ja meidän täytyy keskeyttää myöskin assosiaatiosopimusneuvottelut, koska tätä tilannetta ei voida hyväksyä ja meidän täytyy varmistaa se, että Brunei noudattaa kansainvälisiä sääntöjä. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Ward. Uh, thank you very much, President. Kiitos puhemies. Kun minut valittiin vuonna 2014, päätin olla sellaisten ihmisten ääni, joilla ei ollut omaa ääntä. Ja nyt jälleen kerran käytän tätä ennennäkemätöntä foorumia puhuakseni ihmisoikeuksista. Olin järkyttynyt, kun kuulin, että Brunen sultaani on ottanut käyttöön kuolemantuomion homoseksuaalisuudesta ja avirikoksesta kuolemanrangaistus ei ikinä ole hyväksyttävissä ja se pitää aina tuomita, mutta tämä tilanne on erittäin järkyttävä, sillä tässä on myös ö, erityisesti rikottu naisten oikeuksia ja ihmisten oikeuksia rakastaa, ketä he haluavat. Kun puhumme homoseksuaalisuudesta täällä Euroopassa, meidän pitää muistaa, että kaikki syrjintä, vaikka se vaikuttaakin pieneltä, ö, johtaa maailmanlaajuisen vihan ilmapiirin, joka voi johtaa väkivaltaan joko hallinnon käsissä tai sitten ihmisjoukkojen käsissä. Meidän pitää puolustaa kaikkia ihmisiä seksuaalisesta suuntautumista huolimatta tai siihen katsomatta. Minä vaadin korkeaa edustajaa tekemään työtä sen eteen, että tämä keskiaikainen laki saadaan kumottua. Kuolemanrangaistus pitää lain lisäksi saada poistettua sekä Bruneissa että muualla. Thank you, President. Edustaja Miranda. Kiitoksia. Eh, yksi osa työstäni on ollut ihmisoikeustyö eh, ja haluan kiittää korkea edustaja ja hänen sitoutumisestaan ihmisoikeuskysymyksiin. Meidän täytyy tuomita nämä ihmisoikeusloukkaukset ja meidän täytyy eh, tuomita kuolemanrangaistus ja nämä ihmisoikeusloukkaukset kaikkialla. Eh, Brunain eh, homovihamielinen ja ihmisoikeus puolustajien eh, loukkaaminen eh, on, eh, on heidän puolustamisensa meidän tehtävämme ja meidän pitäisi, meidän pitäisi pyrkiä ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa ja vapautta. Haluan kiittää kaikkia kollegoita ihmisoikeuksien puolustamisesta. Tämä on viimeinen puheenvuoroni tässä parlamentissa, mutta minä tulen takaisin. Pan Dobromir Kiitos. Seuraavaksi edustaja znowu to samo, znowu mm, garstka posłów na pustej... Kiitoksia. Täällä nyt on taas kourallinen meppejä lähes tyhjässä salissa. Ja täällä keskustellaan siitä, miten muussa maailmassa pitäisi toimia. Mitään tuloksia ei ole saatu aikaan. Kuvitteletko oikeasti, että jotakuta kiinnostaa se, mitä me täällä teemme? Mitä tapahtuu, jos Brunei sulttaali päättäisikin jotain muuta, jos hän yhtäkkiä sanoisikin, että hän alkaa tapaa omia lapsiaan? Meidän täytyy muistaa, että Brunen sulttaan ja ei kiinnosta pätkäänkään se, mitä me täällä teemme. Malawi, Zimbabwe, Kiina, Kamerun. Näistä asioista on puhuttu tänään tässä on luotu ikään kuin musta lista ja siellä voisi olla mukana myöskin pari jäsenvaltiota tai sitten kaikki. Meidän pitäisi hoitaa omia ongelmiamme ja antaa muun maailman hoitaa omat ongelmansa. Kiitos. Haluaisin vielä huomauttaa, että Brunein sultaani lähetti eilen juuri kirjeen Euroopan parlamenttiin. Hän ylitti selittää, mitä hän on tarkoittanut tällä lainsäädännöllä. Kuka sen, mä en, se ei tullut relleiltä. Tänään olemme kuulleet äh, eh, Brunein uudesta rikonlaista ja sen ihmisoikeusloukkaukset, ja nämä ovat, äh, ovat äh, epäinhimillisiä, loukkaavia ja julmia tekoja. Ja, ja Brunei varmasti tietävät, että YK on kirjoituksen vastainen yleisopimus kieltää nämä. Ja, ja Eh, ja Bruneissa on tehty eh, homoseksuaalisuudesta kivittämällä eh, kuolemaan tuomion alainen rikos, vaikka se... Va- ja, ja me, meillä on, on ensimmäisenä maana Euroopan joukossa maailman jou, maiden joukossa laillistettu samaa sukupuolta olevien välinen avioliitto ja, ja uskonnollinen moniarvoisuus on äärimmäisen tärkeää ja, ja, ja nyt ja, va, ja vaadin, että homoseksuaalisuus dekriminalisoidaan ja ihmisoikeudet palautetaan ja tämä, tämä tiedot täytyy valittaa Brunei. Kiitos seuraavaksi edustaja Polchak. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Změna trestního zákonníku. Kiitos puheenvuorosta. Rikoslain muuttaminen Bruneissa on äärimmäinen teko. Siinä sallitaan ki- ihmisten kidutus, joka on täysin YK yleissopimuksen vastausta. Sallitaan rajon amputointi ja kivittäminen esimerkiksi avioliiton ulkopuolisesta seksistä. Tämä on täysin käsittämätöntä 2000-luvulla. Nämä muutokset on otettu käyttöön kumppanimaassamme Bruneissa. En tiedä, mitä sultaani on sanonut tuossa kirjeessä, jonka varapuhemies mainitsi. Kyllä sultaanin, sultaanin tässä on nyt täysin tekopyhä ollut, sillä jos hän on ei, ei lähettänyt meille kirjeitä sen jälkeen, kun olemme kaikenlaisista kauheuksista lukeneet siellä, mitä siellä on tapahtunut, meidän pitäisi käsitellä tätä asiaa myös seuraavalla kaudella, sillä ihmisoikeudet ovat parlamentin päätehtäviä. on hienoa, että keskustelemme siitä täällä, sillä kuka muu sitten, jos me emme. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Pospisil. Kiitoksia paljon puhemies. Niin, puolalainen kollegamme on on epäillyt näiden keskusteluiden tarkoitusperää. Jos ajatellaan Tsekoslovakiaa ja e- entistä kommunistivaltiota, jossa toisin, toisin ajattelija e, tuttavani sanovat, että he aina arvostivat erittäin paljon, että lännessä ilmaistiin tukea heille ja heidän työlle. Ihmisarvo on, on universaalia ja kun taistelemme vainottujen ihmisten puolesta kolmansissa maissa, esimerkiksi tsekki ajattelijat arvostivat sitä, että läntiset poliitikot tukivat heitä ja he muistavat vieläkin eh, fra- tapaamisensa François Mitterrandin kanssa ja hänen tukensa. Kiitos. Mm, tästä tuli kaikki olivat kaikki puheenvuorot tältä keskustelusta, siis Catch the Eye-menettelyssä, ja nyt puheenvuoro saa korkeudusten Mogherini. On the 3rd of April. Kiitoksia. 3. huhtikuuta Bruneissa pantiin täytäntöön vuoden 2013 rikoslainsäädännön uudistus. Eli siellähän on amputaatio, julkinen ruoskinta, kuolemantuomio kivityksellä, ja näillä ei ole sijaa nykymaailmassa. Ja tässä ilmeisesti ollaan laajentamassa myöskin kuolemanrangaistuksen käyttöä, ja tehän tiedätte, että me ehdottomasti vastustamme kuolemantuomioita kaikkialla maailmassa. Ei ole mitään perusteita tämän tyyppiselle rangaistukselle. Mikään rikos ei voi olla syynä amputointiin tai kirjoitukseen saati sitten kuolemanrangaistukseen. Ja ketään ei pitäisi rangaista siitä, että hän rakastaa jotakuta, sitä ei koskaan voida pitää rikoksena. Jos näitä lakeja sovelletaan, niin silloin rikottaisiin monia kansainvälisiä sitoumuksia, joihin Brunei on sitoutunut. Nämä asiat on kielletty monissa yleisopimuksissa, jotka tämäkin maa on allekirjoittanut. Tämä myöskin vuoden 2012 asian julkilausumaa vastaan ja tämä rikkoo myöskin lapsen oikeuksien yleissopimusta ja yleissopimusta, joka liittyy naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseen. Samana päivänä kun tästä ilmoitettiin, me reagoimme monien kansainvälisten kumppaniemme kanssa. Ensinnäkin YK ihmisoikeusedustajan Michel Bachelen kanssa – Nykyinen hallituksen täytyy nyt varmistaa, että rikoslainsäädännölle ei rikota ihmisoikeuksia ja että noudatetaan kaikkia kansainvälisiä ihmisoikeussitoumuksia, joihin Brunei on sitoutunut. Ja mielestäni tämä keskustelu on hyvä mahdollisuus korostaa näitä odotuksia, joita meillä on. Ja maassa pitää myöskin keskeyttää kuoleman tuomion täytäntöönpano. Me olemme seuraaneet tilannetta vuosikausia emme alkaneet reagoida vasta pari viikkoa sitten. Vuonna 2013 hyväksyttiin lainsäädäntö. Me keskeytimme kumppanuusneuvottelut Bruneen kanssa ja sen jälkeen olemme puhuneet tästä asiasta kaikissa tapaamisissa maan viranomaisten ja vuosikertomuksissamme maahan liittyen. Nyt meidän täytyy estää se, että tällaisia tuomioita pannaan täytäntöön. Meidän täytyy kahdenvälisesti painostaa Brunein viranomaisia sekä suoraan että välillisesti jäsenvaltioiden kautta, jotka ovat läsnä maassa. Ja tietysti EUn uusi ihmisoikeusedustaja Ivan Gilmore tekee työtä tämän parissa. Ja toimimme myöskin YK ihmisoikeusneuvostossa. Brunei, Brunein tapausta tarkastellaan siellä ja puhumme tästä myöskin asian kumppanien kanssa. Tässä on rikottu myöskin sitoumuksia, joita Brunei on tehnyt ASEANin puitteissa. Henkilökohtaisesti voin puhua tästä seuraavassa EUn ja ASEANin välisessä kokouksessa ensi elokuussa. Tällaisen toiveiden kieltäminen ei ole vain eurooppalaisten arvojen mukaista. Haluaisin nyt tätä asiaa korostaa. Nämä ovat yleismaailmallisia arvoja. Tämä koskee kaikkia ihmisiä, kaikkia uskontoja kaikkialla maailmassa – Nämä ovat oikeuksia, jotka eivät kuulu minkään maan viranomaisten päätösvaltaan. Nämä kuuluvat kaikille ihmisille ja yksikään valtio ei näitä voi ihmisiltä viedä pois. Kyse on jokaisen ihmisen ihmisarvosta ja Euroopan unioni jatkaa työtä ihmisoikeuden kunnioittamisen puolesta kaikkialla maailmassa Euroopasta alkaen. Tämä nyt on viimeinen keskustelu Euroopan parlamentissa tällä lainsäädäntökaudella. Eli haluaisin nyt tässä vaiheessa kiittää teitä kaikkia erityisesti työstä, jota olemme tehneet ihmisoikeuksien parissa. Olen arvostanut tätä työtä kovasti. Tästä on ollut valtavasti apua EUn diplomatialle ympäri maailmaa. Ja olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että toivottavasti seuraavalla kaudella parlamentissa on enemmän jäseniä, jotka haluavat edistää ja puolustaa ihmisoikeuksia EU:ssa ja kaikkialla maailmassa. Kiitos. Kiitos paljon. Hyvä korkea edustaja, uskon, että nämä, upload, nämä uploadit, jotka saitte, on todiste sille, että kaikki täällä arvostavat yhteistyötämme. Sain seitsemän päätöslauselmaesitystä vihreiltä, ECRltä, EPPltä, QLta, Aldelta sekä GUELta. Tämä keskustelu päättyy tähän. Asiasta äänestetään vielä tänään. Tällä äh, nyt haluaisin käyttää myös itse tilaisuuden hyväkseni kiittääkseni tästä äh, yhteisestä ajasta. Kiitän siitä, että sain olla myös varapuhemiehenä. Toivotan kaikille uutta jäsenyyttä tavoitteelle onnea ja menestystä vaalikampanjaan. Haluaisin myös kiittää kaikkea henkilökuntaa ja varapuhemies kiittää myös tulkkeja. Hyvää pääsiäistä kaikille. Keskustelu päättyy tähän. Äänestys alkaa kello 12.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 olemme hyvin järkyttyneitä siitä, mitä Madeiran saarella on tapahtunut. Siellä eilen surmansa sai 29 ihmistä ja monet muut loukkaantuivat. Osanottomme kaikille asianomaisille ja uhrien omaisille parlamentin nimissä. Haluaisin kiittää pelastustoimijoita ja Pidämme nyt minuutin hiljaisuuden. das wort hat der abgeordnete Edustaja Faria saa puheenvuoron. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Haluaisin heti äänestysten aluksi käyttää puheenvuoron, sillä halusin mainita juuri tämän tragedian, jonka puhemieskin jo mainitsi. 29 ihmistä kuoli Kyse oli bussionnettomuudesta, joka kaatui. Bussin kyydessä oli saksalaisia turisteja. Tämä tapahtui hyvin tiukassa kurvissa. Tämä on kaikista vakavin bussionnettomuus, joka ikinä on tapahtunut Madeiralla. Uhrien lukumäärä on korkea. Me haluamme osoittaa osanottomme uhrien omaisille. Mehän pidimmekin jo äsken juuri hiljaisen hetken. Ja... Kiitoksia. Ja seuraavaksi niin Kavada, odottakaa hetki. Asiasta vastaavat Ranskan viranomaiset ovat esittäneet tuomioistuin määräämän esitutkinnan yhteydessä pyynnön edustaja marie kristiina Arnottuun koskemattomuuden pidättämisestä. Tämä pyyntö välitetään työjärjestyksen mukaisesti asiasta vastaavalle oikeusasioiden valiokunnalle. Sitten edustaja Linda McAvan on ilmoittanut luopuvansa parlamenttipaikastaan, minkä seurauksena parlamentti toteaa työjärjestyksen mukaisesti hänen paikkansa vapauttavan 19. huhtikuuta 2019 alkaen ja tiedottaa asiasta kansallisille vastuuviranomaisille. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa komission varapuheenjohtaja, korkea edustaja Mogherini, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Uh, I know... Kiitoksia puhemies että on epätavallista käyttää puheenvuoro ennen äänestyksiä, mutta koska tämä on tämän vaalikauden viimeinen istunto, haluaisin komission ja omasta puolestani ja varmaan myöskin neuvoston puolesta haluan toivottaa syvät kiitokseni kaikille teistä, kaikissa poliittisissa ryhmissä er-, erinomaisesta yhteisestä työstä viiden vuoden aikana. Me olemme voineet näyttämään, että Eh, toimielimet voivat toimia yhdessä eh, yli poliittisten mielipideerojen ja erityisesti yksit, henkilökohtaisesti haluaisin kiittää niitä, jotka ovat työsken, työsken, työskennelleet kanssani eh, ulkopolitiikan ja ihmisoikeusasioiden parissa ja toivon teille kaikkea hyvää joko seuraavalla vaalikaudella täällä tai elämässänne Eh, ulkopuolella eh, parlamentin. Uskon, että Eurooppa on teillä sydämessäne. Meillä on vielä tätä kautta jäljellä muutama kuukausi. Me yritämme, yritämme eh, toimia ja pitää mielessä, mitä olemme teitä oppineet, ja, ja, se, ja sitten heinäkuusta, heinäkuusta alkaen toimii uuden parlamentin kanssa. Kiitoksia. Vielen Dank, Frau Kommissarin. Kiitoksia, Mogherini. Koko Euroopan parlamentin nimissä haluaisin kiittää teitä työstänne ja toivotan teille myöskin kaikkia hyvää. Tämä on tosiaan viimeinen istunto tänään ja täällä on muutamia kollegoita, jotka haluavat nyt puheenvuoron. Se nyt ei välttämättä ole ihan työjärjestyksen mukaista, mutta yritämme nyt hiukan olla joustavia. Kaksi kollegaa on ottanut minun yhteyttä ja he kumpikin saavat nyt puheen vuoron. Ensinnäkin edustaja Kosta. Kiitoksia puhemies ihan lyhyesti. Tänään on maailmanlaajuinen Unescon päivä ja meidän täytyisi muistaa nyt Notre Damen katedraalia ja kaikkea Euroopan kulttuuriperintöä. Muistuttaisin, että Euroopan parlamentin ansiosta meillä on vuosi, joka on omistettu 30 miljoonalle eurooppalaiselle. Tämä liittyy Euroopan identiteettiin ja tämä on suuri menestys parlamentille. Me olemme varanneet rahoitusta kulttuuriohjelmille. Meillä on eurooppalainen kulttuuriohjelma ja muita ohjelmia. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita kymmenen vuoden jälkeen. Voimme olla ylpeitä siitä, mitä olemme saaneet aikaan ja mitä olemme tehneet kulttuuripolitiikan ja koulutuspolitiikan alalla Euroopan parlamentissa. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita ja puheenjohtajia ja haluaisin kiittää myöskin komissiota. Kiitos. Kiitoksia edustaja Kosta. Ja sitten edustaja Grostet. Merci beaucoup. Kiitos paljon puhemies. Hyvät kollegat, kiitos teille, jotka käyt, äh, käytätte tätä keltaisen kukon symbolia tänään. Se muistuttaa tästä kamalasta muistopäivästä, Varsovan geton kansannoususta. Useiden päivien ajan Varsovassa tuhannet kantavat tätä kukkaa ja muistuttavat siitä, että tällaista ei ikinä enää saa sallia. Tämä on viimeinen päivä tällä vaalikaudella. Meidän pitää muistuttaa tämän Euroopan pääperiaatteesta, rauhasta ja ihmisarvon kunnioituksesta. Toivon, että kaikki yhdessä voivat tukea tätä periaatetta. Kiitos. So, vielen Dank darf ich jetzt... Kiitoksia. Sitten kysyisin, onko teillä työjärjestykseen liittyviä puheenvuoroja, siis oikeita työjärjestyspuheenvuoroja? Ilmeisesti ei. Eli Kavada halusi puheenvuoron. Hän saa nyt sitten puheenvuoron. Kavada, olkaa hyvä. Merci, cher Rainer. Merci. Kiitoksia, puhemies. Ihan lyhykäisesti tiedän, että me pidä pitkistä puheista. En ole kovin paljon puhunut täällä 15 vuoden aikana. Lupasin ranskalaisille, että teen kovasti työtä ja teidän ansiostanne olen mielestäni onnistunut. Lupasin olla täällä vain kolme kautta, olen ollut täällä nyt kolme kautta ja haluaisin kiittää teitä kaikkia ja sanoa vain puhemies, ja tämä koskee myöskin teitä, koska tähän olette Ranskan naapurista. Eli yksinkertainen asia. Eurooppa tulee elämään. Eurooppa tulee elämään niistä huolimatta, jotka haluavat käpertyä itsensä, koska Euroopan se Joel Brandhan esimerkiksi pelasti tuhansia juutalaisia. Tai sitten Manek Varsanketosta Eurooppa on Lebauka, puolalainen tuomari, joka vapautti Puolan kommunismista Helmut Schmidt ja Kohl. Eurooppa on Kusi Leishman, slovakialainen, joka pelasti erityisesti lapsia sodan aikana. Euroopan Vaclav Havel ja ystäväni Simon Veil. Kiitoksia ystäväni, että olet sallineet sen, että minusta on tullut parempi kansalainen kuin ennen myöskin ne, jotka ovat vastustaneet työtä niin he ovat kuitenkin opettaneet meille jotain. Ja haluaisin kiittää teitä ja haluan kantaa sydämessäni tätä työtä, jota me kaikki olemme tehneet. Kiitoksia, puhemies. Herr Kollege Peterle. Edustaja Peterle. Dear, dear Hyvät kollegat, Nämä ovat viimeisimpiä päätöksiä tällä vaalikaudella ja haluaisin kiittää viidestä vuodesta yhtenäisyyttä ja moninaisuutta. Meidän vastuullamme on ollut pitää Eurooppa yhtenäisenä. Rakentakaamme, rakentakaamme Notre Dame uudestaan ja hyvä pääsiäistä! Kiitoksia. Seuraavaksi äänestykset. Zunächst das Thema China. Kiinasta Soidrama tehnyt suullisen tarkistuksen. Thank you, Mr. Chair. Just briefly, our oral amendment. Kiitoksia. Johdat osan kappaleeseen A Kiinan eh, strateginen po, po, po, ihmisoikeuksien kunnioittaminen EU vaatii, että ihmisoikeuksia ja demokratiaa eh, lakia kunnioitetaan. Siis- Vastustaako joku suurista tarkistusta? Ei. Eli sitten äänestämme koko päätöslausumaesityksestä näin muutettuna nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. hyväksytty. Sitten Kamerun. Meillä on seitsemän poliittisen ryhmän päätöslausumaesitys. Äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. No niin, sitten koko päätöslausumaisen esitys puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten meillä on yhteinen päätöslausumaesitys seitsemältä ryhmältä Brunein osalta. Tarkistus kaksi, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 11. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjään hylätty. Johdatuskappale G, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. Sitten koko päätösasmaesitys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi sitten Moraisin mietintö. Ainoastaan yksi nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Balasin mietintö. Edustaja Stevens haluaa sitten tehdä esityksen. Dear President, colleagues. Hyvä puhemies, hyvät kollegat työjärjestyksen säännön 190.4 mukaisesti haluaisin pyytää, että lykkäämme äänestystä Ballasin mietinnöstä, joka koskee sosiaaliturvajärjestelmän yhteensovittamista. Tämä johtuu siitä, että mietintö ei ole ollenkaan valmis täysistuntoäänestyksen. Jos äänestämme sitä tänään, se vain korostaisi erimielisyyttä keskuudessamme tänä viimeinä, viimeisenä vaalikauden pälkänä. Meidän pitää jättää tämä asia auki, jotta seuraava parlamentti voi tutkia tapoja saada aikaiseksi hyvä ja vakaa sopimus, joka todella tuottaa lisäarvoa kansalaisille. Me toivottavasti voimme luottaa tukeenne eh, äänestyksen lykkäämiseksi. Kiitos paljon. Dank, Frau. Kiitoksia, edustaja Stevens. Balas haluaa puhua tätä ehdotusta vastaan. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Tämä pyyntö on toistuva pyyntö. Tämä tehtiin jo maanantaina ja se hylättiin tuolloin parlamentissa. Tässä yritetään nyt sitten, konservatiivinen oikeisto haluaa estää työtä, keskustelua ja demokraattista äänestä. Me kävimme tämän keskustelun, nyt on aika äänestää, eikä yrittää estää sitä, että parlamentti sääntelisi niin tärkeä asia kuin työntekijöiden oikeudet. Parlamentti ei voi vaieta tästä asiasta. Kiitoksia. Sitten äänestämme tästä ECR-ryhmän ehdotuksesta. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Damit kommen wir zum Bericht Eick. Eli Eickhaltin mietintö. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Parlamentin ensimmäinen käsittely on näin ollen päättynyt. Seuraavaksi Grzibin mietintö, eli tarkistus 87 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Parlamentin ensimmäinen käsittely on näin ollen päättynyt. Sitten Zvitkan mietintö, eli tarkistus 41 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Parlamentin ensimmäinen käsittely näin ollen päättynyt. Seuraavaksi Regnerin mietintö Tästäkin on tehty väliaikainen sopimus. Tarkistus 340 nimenhuuta äänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Krasodemskin mietintö. Ensin tarkistukset 32 ja 48 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 31 CP1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 33 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistukset 6 ja 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 31 CP2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 34 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 31 CP3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1 CP1 äänet, se on rauennut. Eli seuraavaksi tarkistus 35, äänestyksen äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 31 CP4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 1 CP2D ja 31 CP5D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi tarkistus 37 nimentuäänestyksen äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 31 CP6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 1 CP3 raukeaa, eli tarkistus 38 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 39 äänestyksen äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 40 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 31 CP7 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 42 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus 21 ja 41. Nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 43D. Nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 1 CP4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 CP8 puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa, eli äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 31 CP9 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 31 CP10. äänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 31 CP11 äänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 45. Eli 45 nimenhuuta äänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 1 CP5. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 31 CP10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1 CP6 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 31 CP11 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 47 minuutin äänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 46 nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 1 CP7 äänet puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 31 CP12 äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten komission ehdotus näin muutettuna, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Parlamentin ensimmäinen käsittely on näin ollen päättynyt. Seuraavaksi Luken mietintö Tarkistus kaksi nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Parlamentin ensimmäinen käsittely on näin ollen päättynyt. Sitten toinen luken mietintö. Eli tarkistus kaksi nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Sitten tarkistus kolme, äänet puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Euroopan parlamentin ensimmäinen käsittely näin olen päättynyt. Seuraavaksi Ferrandesin ja Gualtierin mietintö. Ja korkea edustaja Mogherini saa puheenvuoron, olkaa hyvä. President, let me... Hyvä puhemies, ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijöitä Roberto Gualtieri ja Jose Manuel Fernandes ja loistavasta työstä tämän asian eteen. Haluaisin lisäksi kiittää valiokuntia, budjetti- ja talous- ja raha-asioiden valiokuntia ja kaikkia varjoesittelijöitä hyvästä työstä tässä tiukassa aikataulussa. Tämä parlamentti on jatkuvasti tukenut komission aloitteita investointien tukemiseksi tällä kaudella. Komissio on tyytyväinen sopimukseen, joka on lainsäätäjien välillä saatu aikaiseksi. Komissio haluaisi lukea tämän seuraavan julkilausuman, joka sovittiin kolmikantaneuvottelun aikana. puuttumatta neuvoston äh, etuoikeuksiin vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti yksi jäsenvaltio tai kansalliset liikepankit jäsenvaltioiden äh, puolesta näiden pitäisi artiklan 5.1 ja 9.1 mukaisesti olla yksi toimi ja, artikla- ja asetuksen 34 mukaisesti. Lisäksi rajoittamatta neuvoston etuoikeuksia vakaus- ja kosmisopimuksessa komissio harkitsee täytäntöpanosääntöjen mukaisesti missä määrin joustavuutta voidaan käyttää Invest EU ohjelmaan EFSIin seuraajana, jotta voitaisiin rahoittaa lisähankkeita tästä välineestä. Vielen Kiitoksia Mogherini. Meillä on väliaikainen sopimus Eli tarkistus 42 budjetti- ja talousvaliokunnista. Hän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli näin tammikuussa hyväksytyt tarkistukset on korvattu. Ja sitten komission ehdotus nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestyneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Parlamentin ensimmäinen käsittely on näin ollen päättynyt. Seuraavaksi Clunin mietintö. Tästäkin on väliaikainen sopimus. Tarkistus 63 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Tangin mietintö. Tästäkin on tehty väliaikainen sopimus. Tarkistus 2 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hyväksytty. Eli niin. Euroopan parlamentin ensimmäinen käsittely päättynyt. Seuraavaksi Gröllingin mietintö. meillekin on väliaikainen sopimus tästä. Tarkistus 44 äänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Euroopan parlamentin ensimmäinen käsittely on näin ollen päättynyt. Seuraavaksi Langenin mietintö. Meillä on väliaikainen sopimus Tarkistus 2 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Euroopan parlamentin ensimmäinen käsittely on näin ollen päättynyt. Seuraavaksi Hymnerin mietintö. Meillä on väliaikainen sopimus. Tarkistus 2. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Sanderin mietintö. Tästäkin on tehty väliaikainen sopimus tarkistus kaksi, niin minuutin äänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Parlamentin ensimmäinen käsittely näin ollen päättynyt. Seuraavaksi päätöslauselmaesitys, joka liittyy Euroopan parlamenttiin tutkintaoikeutta. Äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja lopuksi vielä päätöslauselmaesitys. Hormonitoimintaa häiritsevät aineet. Tarkistus kaksi nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta seitsemän, ensimmäinen osa. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 4 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 1. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten nyt aivan viimeinen äänestys ja haluaisin nyt kiittää teitä hyvästä yhteistyöstä täysistunnossa ja myöskin suurpiirteisyydestänne, kun olen tehnyt virheitä. Ja jos olen jotakuta loukannut, niin pyydän anteeksi ja toivotan kaikille hyvää pääsiäistä ja lykkyä tykö välikampanjan niille, jotka vielä pyrkivät tänne. Ja kuten totesin, Strasbourgin iskujen jälkeen meidän täytyy aina muistaa, että kyse on poliittisista taisteluista mielipiteistä, mutta on selvää, että ihmiset eivät ole vastustajamme politiikassa ja demokratiassa. Ja ottakaa äänestyskortit pois vasta sitten, kun äänestys on päättynyt. Eli nimenhuutoäänestys koko päätösasemaisetyksestä alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy.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 Tänään on hiukan hankalaa, koska niin monet kollegat haluavat hyvästellä ja toivottaa äh, toisilleen tykö. Mutta siitä huolimatta olisi kiitollinen, jos voisitte pikaisesti poistua täysistuntosalista jotta voimme siirtyä äänestysselityksiin. wir werden dann wieder dazu übergehen, dass wir einige No niin, nyt täytyy muutama kollega nimetä ihan nimeltä, jotta voimme vauhdittaa menettelytä. Edustaja Kasparin. Edustaja Proust. Edustaja Karas. Edustaja Bulman. Herr Kollege Castaldo. Edustaja Castaldo. frau kollegin zimmer und herr kollege scholz. zimmer ja scholz. frau kollegin grossette. edustaja grossette Frau Kollegin Schuica. Thank you. dürfte ich die Saaldiener bitten, im EVP-Gang und im S&D-Gang... Eikä tätä kansanpuolueen ja demareiden käytävillä voitaisiin edetä uloskäynnille hiukan nopeammin. So, wir kommen zu den Stimmerklärungen. No niin, eli sitten äänestysselitykset. Ensin Metsolan mietintö ja Forenza saa ensimmäisen puheenvuoron. Hän ei olekaan enää paikalla. Eli sitten Eichhautin mietintö. Please. Please. De GUE niin siellä Gue. Hei, Scholz. Scholz. Ei hän kuule. So, ich darf jetzt Herrn Kollegen Söschnirsch das Wort. Eli Söschnirsch saa nyt puheenvuoron, olkaa hyvä. Głosowałem przeciwko temu sprawozdaniu, e, ponieważ... Me Minä en äänestänyt tämän mietinnön puolesta, sillä en ymmärrä sen logiikkaa. Yksi ajoneuvo pätee kaukoen kuin kahtena ajoneuvona, jos se on päästötön. Ei ole olemassa päästöttömiä ajoneuvoja. Tämä on kyllä täysin hullutta. Tämä on jälleen kerran direktiivi, joka, jota täällä Euroopan parlamentin edustajat eivät ole ymmärtäneet. Kyllä, meillä on tarpeeksi tietoa nähdä, auttavatko sähköajoneuvot todella ympäristöä, sillä kyllähän tässä vain energiakustannukset siirtyvät toisaalle päästöt syntyvät sitten sähkölaitoksissa. Entä sitten akut ja niiden haitta-aineet? Norjassa ne, ne ovat aiheuttaneet myös ongelmia. Tämä on jälleen kerran yksi vastuuton direktiivi. Kiitoksia. Seuraavaksi Dribin mietintö, eli energiatehokkuus. Edustaja Matthews. Kiitoksia puhemies. Kun tämä, mm, tämä asia otettiin esille ensimmäisellä kerralla. Tässä siinä puhuttiin jälleen kontrollista ja keskittämisestä ja, ja siitä, että pakotetaan keskustelta, keskeltä käsin säädöksiä. Ja todellakin se painottaa valtavasti sähköautoja päästöjen vähentämisessä, mutta jos vihreä talous on opettanut meille mitään, niin me emme tiedä, miten teknologia kehittyy. Ja poliitikoille, jotka täällä istuvat, niin se, että he nyt täällä ryhtyvät sanelemaan, kuinka teknologia ja kuinka teollisuuden pitäisi kehittyä, niin sehän on aivan järjetöntä. E, ja, ja esittelijän ja varjoesittelijän kov, kov, kov, kovan työn ansiosta me saamme, saamme aikaan lopputuloksen, joka painottaa vähemmän pelkiä sähköautoja ja jättää tilaa teknologian kehitykselle. Kiitoksia. Seuraavaksi Zviefkan mietintö. Ja puheenvuoron saa jälleen Matthews. Kiitos puhemies, että saan puhua tästä asiasta. Minä olen sitä mieltä, että tämä on hyvin tärkeää, tämä on todellakin keskeistä Yhtiöt, jotka haluavat käydä rajat ylittävää kauppaa, niille tämä on tärkeää. Yhdistykselle, jotka haluavat käydä verkkokauppaa, ne pystyvät nyt harjoittamaan sitä ilman rajoituksia ja ilman sitä, että ihmiset yrittävät estää kansainvälistä kilpailua. Minä tulen julkaisualalta, me julkaisemme paljon myös sähköisiä kirjoja ja kuka tahansa voi ladata niitä. Maksut sitten voidaan hoitaa hyvin ja kaikki voi toimia Tämä toimi tekee yrityksille helpommaksi käydä verkkokauppaa ja tämä toimi on siksi tärkeää, etenkin kun on poistettu se vaatimus, että pitää fyysisesti käydä toisessa maassa. Kyllähän internetin koko pointti on siinä, että sellaista ei tarvitsisi tehdä. Kiitoksia. Seuraavaksi Regnerin mietintö eli fuusiokysymys, ja tästäkin puheenvuoron saa jälleen Matthews. Uh, thank you, Chairman. Once again, I... Kiitos puhemies. Jälleen kerran nousen puhumaan siitä, että tarvitaan kansainvälistä kauppaa ja miten, se, miten säädökset selvenevät. Uh, ja tässä uh, nämä säädökset helpottavat Toiminta. No aluksi, kun tämä, tämä asia tuli käsittelyyn, puhuttiin kaikenlaisista rajoituksista yrityksille, jo, jo, ja heidän pitäisi todistaa erilaisia asioita ennen kuin voivat aloittaa toimin, toimintansa. Näin edelleen. Näin ei nyt ole. Tämä on suuri edistysaskel kansainväliselle kaupalle ja Euroopan unionille. Kansainvälinen kauppa auttaa EUta ja se auttaa e-, e-, yhteisymmärrystä kansojen välillä ja tämä on erittäin tärkeää. Kiitoksia. Seuraavaksi krasnodbskin mietintö, eli Euroopan puolustusrahasto. Ensimmäisenä Jurek, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Arvojärjestelmä poliittisessa yhteisössä voidaan nähdä talousarvion luvuista. Päätös Euroopan puolustusrahastosta ei ole ehkä suuri, päät, suuri askel, mutta selkeä askel tiettyyn suuntaan. Tässä täysistuntosalissa myös liittokansleri Merkel ja herra Weber puolsivat tätä. Kyse on eurooppalaisen armeijan perustamisesta, mutta tämä ei ole oikea suunta johon meidän yhteistyömme pitäisi liikkua. Suurin osa jäsenvaltioista on äh, Naton jäseniä. Me emme ole äh, tulleet yhteen luodakseemme poliittisen voiman ja äh, poliittisen yhteis- tai keskityn voiman. Ei vaan, me haluamme tukea jokaisen kansan itsemääräämisoikeutta. Forensa. Kiitoksia sitten Forensa. Kiitoksia puhemies. Minä ehdottomasti vastustin tätä päätöslauselmaa, koska katson, että Euroopan unionin pitää radikaalisti muuttaa reittiä. Meidän pitää suojella ihmisiä ja ihmishenkiä, eikä rajoja, kuten tällä päätöslauselmalla jälleen kerran tehdään. Euroopan unioni ottaa nyt riskin ja se saattaa nyt tuhota lopullisesti Välimeren. Siellä joka päivä ihmiset riskeeraavat elämänsä, joka päivä siellä kuolee ihmisiä. Euroopan unionin tulisi rahoittaa näitä toimia torjua köyhyyttä ja luoda eurooppalainen järjestelmä tähän asiaan. Mutta jos ellään rakennetaan eurooppalaista armeijaa, niin silloin vielä on resursseja epäarvoisuuden torjunnalta ja jälleen Eurooppa sitten määritellään rajojen eikä vastaanoton kautta. Dank, Frau Kollegin Kiitoksia. Seuraavaksi Tangin mietintö, eli tietojen paljastaminen kestävien investointien osalta. Edustaja Maijer, olkaa hyvä. Sorry, Um, kiitos puhemies olen viimeinen puhuja mutta en eh, kaikkein viimeinen eh, sittenkään. Niin, eh, se, että pyritään vain tuottamaan voittoja harvoille eh, ja unohtamaan muut. se En voi hyväksyä tätä. Jos ajatellaan, eh, eh, mielestäni olisi hyvä, että eläkerahastojen investoinnin tulisi tuottaa enemmän hyvinvointia kaikille ja me, tarvi, ja me, me tarvitsemme sijoituksia, joilla on kestävän kehityksen agenda – Eh, harvojen hyväksi koituva investointi ei ole hyvä. Se ei palauta terveyttä ja turvallisuutta, ei myöskään eh, lapsityövoimaa käyttävä, käyttävän eh, yrityksen investointi. Ja voi, voi voiton tuotto on er- yksi asia, mutta myöskin ympäristövaikutukset ja, ja sukupuolten välinen palkkaero on asia, jotka täytyy ottaa huomioon. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi päätösasmaesitys, joka liittyy lainsäädäntöehdotuksen liittyen parlamentin tutkintaoikeuteen. Eli Pospisil saa puheenvuoron pane předsedající já jsem podpořil toto usnesení. Minä äänestin tämän päätöslauselmaesityksen puolesta, sillä on todellakin kamalaa, että meillä ei edelläkään ole vielä täytäntöönpanosääntöä Euroopan parlamentin tutkintaoikeudesta. Olemme yrittäneet saada tätä oikeutta koko tämän vaalikauden ajan, mutta komissio ja erityisesti neuvosto ovat olleet haluttomia Reaktiot ovat olleet viime syksyyn asti hyvin kielteisiä. Kysyttiin, miksi edes tällaisia sääntöjä tarvittaisiin. Toivon, että seuraavalla vaalikaudella parlamentti, on, parlamentti yhdessä komission ja neuvoston kanssa voi ratkaista tämän ongelman meillä ei ole todellista tutkintaoikeutta parlamentissa. Se olisi kuitenkin ö, tärkeä rooli parlamentille, jossa pitää olla myös varovainen. Kiitoksia. Ja sitten esitys, joka liittyy hormonihäiritsijöihin. Ensimmäisenä Fari, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies Myrkyllisyystutkimukset hormonihäiriöiden osalta, niitähän on ollut jo 20 vuotta. Ja näitä aineita on edelleen kierrossa ja tämä on luonut ongelmia luonnossa ja hedelmällisyyteen. Aikaisemmin tehtiin tapauskohtaisia analyysejä, mutta mitään universaalia tutkimusta näistä asioista ei ole tehty. Bisphenol Esimerkiksi tuttipulloissa oli paljon esillä mediassa, mutta meidän täytyy katsoa kaikkea, mitä tulee ruoasta, leluista tai kosmetiikasta ja hygieniatuotteista. Äänestin tämän puolesta, koska mielestäni meidän täytyy systemaattisella tavalla käsitellä näitä aineita, koska meidän täytyy katsoa, miten ne vaikuttavat hormonitoimintaan. Erityisesti meidän täytyy ottaa huomioon, miten nämä vaikuttavat yhteiskäytössä. Ja haluaisin vielä todeta, että tällä kaudella olemme keskittyneet ihmisoikeus- ja ympäristökysymyksiin, ja tästä puhun nyt viimeisen kerran tällä lainsäädäntökaudella myös. Kiitoksia. Sitten edustaja Sosniercz. Tę rezolucję można streścić tak, że w zasadzie nie wiemy. Kiitos. Tämä päätöslausuma voidaan vetää yhteen näin. Me emme tiedä, mistä aineista on kyse, ovatko ne haitallisia vai eivät, mutta varmasti voimme säännellä tätä kuitenkin. Euroopan komissio voi tämän parhaiten hoitaa. Tämä todistaa vain sitä, että Euroopan parlamentti ei ole oppinut mitään esimerkiksi Brexitistä. Britit saivat tarpeekseen teidän ylimielisyydestänne ja sääntelystänne ja britit päättivät, että eivät halua enää jäädä EU-hun. Nyt nähdään, että joka puolella EU-ssa ihmiset saavat tarpeekseen, hallitseva valta tulee joutuvan luopumaan vallastaan. Tämä ylimielisyys on käsittämätöntä. Tämä Euroopan parlamentti on kuin seniorikerho. Te täällä jaatte oppitunteja kaikille maailmassa. Uskon, että Euroopan unioni pitäisi tuhota. Kiitoksia. Ja sitten poikkeuksellisesti vielä yksi äänestysselitys Metsolan mietintöön, joka liittyy eurooppalaiseen rannikko- ja rajavartiostoon. Forens, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Anche... Kiitoksia puhemies myöskin tästä joustavuudesta. Minä äänestin tätä päätösasemaa vastaan. Euroopan unionin pitää pelastaa, eikä sen pidä torjua. Meidän pitää lopettaa yhteistyö Libyan kanssa, jossa kidutetaan ja raskataan ihmisiä. Minun maani ei saisi jatkaa tätä sortopolitiikkaa, Hallitus on äänestyttänyt erityissäädöksistä laivojen käytöstä Välimerellä. Se, mistä olen ylpeä, on Open Arms alue, alus, joka pelastaa ihmishenkiä. Tämä on viimeinen puheenvuoroni täysistunnossa ja haluaisin kiittää kaikkia, koska näiden viiden vuoden aikana olen oppinut valtavasti. Toivottavasti olen hoitanut hommani kunnolla ja edustanut nyt viimeistä poliittista voimaa, koska Oodi ilolle soi kaikille aivan samalla tavalla. Kiitos. Kiitoksia, Forenza. Eilisen istunnon pöytäkirjat ja hyväksyt tekstit ovat saatavana. Onko vastalauseita? Ei ole, eli pöytäkirja on hyväksytty. Jos vastausta ei ole, niin tänään hyväksytyt päätöslausumat toimitetaan asianomaisille tahoille. Tämä on lausuntokäytökauden viimeinen istunto, eli tämän istunnon pöytäkirja voitaisiin jo poikkeuksellisesti hyväksyä nyt. Onko tähän vastalauseita? Ei. Eli pöytäkirjan näin ollen hyväksytty. Eli toivotin jo kollegoille kaikkea hyvää ja toivotan kaikille muillekin kaikkea hyvää. Kiitän työstänne tällä lainsäädäntökaudelle ja tällä istuntoviikolle ja toivotan teille kaikille hyvää pääsiäistä ja turvallista kotimatkaa. Ja ehkä sitten näemme vielä uudessa parlamentissa. Istunto päättyy. Kiitos.